onorevoli colleghi hyvät edustajat ennen kuin aloitamme työmme tänään haluaisin esittää huolestumiseni siitä, että 38 vuodeksi on toittu vankilaan iranilainen asianajaja, joka on myöskin vuonna 2012 Saharov-palkinnon saaja ja häntä syytetään siitä, että hän on taistellut ihmisoikeuksien puolesta Iranissa. Parlamentin nimessä tulen tuomitsemaan tämän tuomion vahvasti ja uskon, että kaikki täällä paikalla olevat olet varmaan samaa mieltä minun kanssani tästä, että pyydämme välitöntä vapauttamista, Nasrinin vapauttamista. Ja Ja se myöskin surun valittanut Iranin tulvien uhreille viime viikoilta. Ja olemme valmiita antamaan tästä myöskin inhimillistä tukea ja apua tälle uhreille. Hyvät kollegat, tämä on viimeinen täysistunto ennen Eurooppa-vaaleja. Haluaisin kiittää teitä teidän työstänne, teidän sitoutumuksestanne minun puheenjohtaja aikanani. Ja minun tarkoitukseni poliittisen keskustelun keskiö täällä parlamentissa on asettaa ne tärkeät asiat. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että olen saanut järjestää erinäisiä kokouksia valtion päämiesten ja hallitusten päämiesten kanssa ja olemme voineet osoittaa olevamme Euroopan tulevaisuuden ytimessä. Olen sitä mieltä, että täällä kaikki tahtovat Euroopan parlamenttiin enemmän valtaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee vahvistaa Euroopamme politiikkaa. Olemme tehneet tässä kaksi ja puoli vuotta yhdessä työtä. Minä olen pyrkinyt toimimaan puolueettomasti ja olen pyrkinyt puolustamaan oikeuksia sekä itse kunkin teidän roolia ja tehtävää, mikä tahansa poliittinen puolue tai ryhmä kyseessä onkaan ollut. Minä olen pyrkinyt kunnioittamaan kaikkia jäseniä. Olen pyrkinyt jokaiselle tarjoamaan mahdollisuutta esittää kantansa. Olen pahoillani, jos olen tehnyt virheitä, koska aina voi virheitä sattua, kun työhönsä sitoutuu. Sempre. Olen pyrkinyt aina olemaan rehellinen ja että sellainen, että voitte luottaa minuun. Parlamentin yhteydessä, joilla on kunnia johtaa täällä, johon minut valittiin teidän enemmistöllänne. Olen pyrkinyt noudattamaan sääntöjä. Olen pyrkinyt aina kuuntelemaan kaikkia ja näiden kahden ja puolen vuoden aikana minulla on ollut kunnia allekirjoittaa monia tuloksia teidän työnne tuloksia äh, noin 180 kertaa. Me olemme saaneet erinomaisia tuloksia aikaiseksi. Me olemme pyrkineet olemaan myöskin toimijoita maailmassa ja tekemään sen niin, että eurooppalainen parlamentti olisi sellainen, että se toimisi itsenäisesti eikä komission johtamana ja pyrin myöskin toimimaan reilusti muiden toimielinen suuntaan. Olen pyrkinyt myöskin täyttämään kaikki sitoumukset, joita olen teidän kanssanne ottanut vastaan siinä, silloin, kun minut valittiin tähän tehtävään ja kun minä asetuin erokkaaksi. Ja voin vakuuttaa teille, että minulle nämä ovat olleet erinomaiset kaksi ja puoli vuotta. Ja haluan kiittää teitä kaikkia vielä siitä, mitä te olette tehneet täällä. Suut, kuuntelin suurella mielenkiinnolla kaikkia kritiikkiä ja varaumia myöskin, mitä täällä esitettiin minun henkilöni kohtaan. Ja myöskin kuuntelen kaikkia erilaisia kantojakin, jotka ovat eri mieltä minun kanssani, jotka ovat antaneet minulle hyödyllisiä neuvoja myös. Enkä ole koskaan aliarvioinut tätä kritiikkiä enkä ole koskaan aliarvoinut toisenlaisia mielipiteitä, joita on esitetty täällä. Olen pyrkinyt olemaan riippumaton puhemies, pyrkinyt arvostamaan teidän kaikkien työtänne. Ja tämän työn olen pystynyt tekemään kaikkien, eh, myöskin tulkkien ja virkamiesten avulla, jota kiitän heitä lämpimästi sydämestäni, mitä olet siitä, mitä he ovat tehneet täällä Euroopan ja puolen miljardin eurooppalaisen kansalaisen edestä ja meidän edestämme, jotka edustamme näitä puolta miljardia kansalaista, että voimme saavuttaa ne tavoitteet, joita me haluamme tavoittaa, my, saavuttaa myöskin tämän viimeisen täysistunnon aikana. Kiitokset, sydämelliset kiitokset kaikille. Kiitokset kaikille yhteisestä työstä. parlamentti pysyy aina sydämessäni. Kiitokset teille kaikille. Kiitokset, kiitokset kaikille. Dichiaro ripresa la sessione. Aloitetaan käsittely, joka keskeytti 4. huhtikuuta. Ja teille on jättämä pöytä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 juhlavaa hetkeä haluaisi nyt pilata, mutta minä olen estänyt vastalauseen artiklan 184 mukaisesti ja sen olen tehnyt toistamiseen eikä kukaan ole tähän pyyntöön reagoinut. Voisitko sihteeristöön ottaa yhteyttä ja tosiaan saisin, haluaisin vastauksen tähän vastalauseeseen. Una richiesta, Onko tämä pyyntö vai kysymys? En oikein ymmärtänyt. Byla to žádost, byla to žádost, aby... Niin, pyyntö. Tämä oli pyyntö. Eli mikäli vastalauseen joku esittää tuon kyseisen artiklan mukaisesti työjärjestyksestä, niin silloin 24 tunnin sisällä pitäisi vastaus saada kirjallisesti mutta tähän hetkeen mennessä ei näin ole tapahtunut, vaikka kaksi viikkoa on jo kulunut. Niin vastaus nopeasti tietenkin. Onko pöytäkirjaan vielä jotain kommenttia? No niin, tämä on siis hyväksytty. Kiitoksia. Sitten Ivari Padar on valittu Viron parlamenttiedustajaksi ja hän aloittaa työnsä 4.4.19. Ja Viron viranomaiset ovat minulle kertoneet, että Hannes Hanso tulee hänen, jäsen, hänen tilalle jäseneksi tänne 4.4.2019 lähtien. Tervetuloa uusi kollega tänne ja, ja auttikaa tästä työstä täysin rinnoin täällä parlamentissa sen ohjesäännön mukaisesti. Sosiaalidemokraattinen ryhmä on esittänyt muutamia pyyntöjä valtuuskuntiin ja, ja valiokuntiin. Ja jos ei näihin jos mitään kommentteja tulee, niin nämä on pidetään hyväksyttynä näitä pyyntöjä sitten. Sitten perustuslakivaliokunta on 32 säännön mukaisessa viiden kohdan, sen ensimmäinen alakappaleen, toisen alakohdan, 149 kappale, kaksi pyytänyt seuraavia tulkintoja, ja ne tullaan julkaisemaan myöskin tämän istunnon yhteydessä, ja nämä tulkinnat tulevat voimaan, jos ei mikään poliittinen ryhmä tai tietty määrä meppejä vastusta näitä. Sitten kuuleminen artikla 34 mukaisesti rahoitussäännöksestä. Mm. Talousarviolokunta ja kehitysvaliokunta ovat esittäneet kantansa yhteisestä Afrikan avustusrahastosta, joka perustettiin komission päätöksen 1917, joka sitten päättyy 30. heinäkuuta 2019. Tämä kanta tulee julkisaan myöskin parlamentin web-sivuilla. Ja jos ei tähän mitään vastusta tule poliittisten ryhmien tai tietyn määrän meppien osalta, niin tämä tullaan sitten hyväksymään virallisena kantana ja ilmoittaa Euroopan komissiolle eteenpäin. Sitten kerron vielä täysistunnolle, että, että 4.4. meillä olemme allekirjoittaneet täällä 78 mukaisen menettelytavan, jonka mukaan olen allekirjoittanut yhden säädöksen. Ja sitten myöskin tulen myöskin allekirjoittamaan 19 säädöstä normaali lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Joka, ja nämä säädökset tullaan ilmoittamaan myöskin pöytäkirjoissa sitten. Sitten jatketaan tästä eteenpäin. Täysistun on työn käsittelyä. 10. päivän työkertoa tästä esitetty. Sitten tämä poliittiset ryhmät ovat pyytäneet muuttamaan estyslistaa. Hetkinen. Hetkinen vai? Hyväksytään ensin nämä ja sitten saatte puheenvuoron. Eli ne, Euroopan neuvoston päätelmät 10.4. Jo yhtyen UK poistumisesta Euroopan unionin alueelta, se siirretään keskivitosta tiistai-aamuun ensimmäisessä osassa. Kuka ei vastusta, että sitten edustaja Vaits, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Danke, Herr Präsident. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Viitaan työjärjestyksen artiklaan 116a3. Kyse on ympäristö- ja vetomusvaliokunnan yhteiskokouksesta. Se perustuu kansalaisten vetoomukseen aiheesta Exxon ja Exxon Mobilin tutkimuksista ilmastonmuutosväitteisiin liittyen. Me olemme kutsuneet ExxonMobilin kuultavaksi. Sieltä löytyy kuusi lobbari kulkulupa Exxon Mobil kieltäytyi kutsusta vedoten käynnissä olevaan oikeus tuomioistuin käsittelyyn ja Exxon Mobilin osalta tämä pätee varmaan vuoden jokaisena päivänä. Ja jos kutsuihin ei vastata positiivisesti, niin tällaiset lobbarikulkuluvat on poistettava ja kysyisin teiltä, että aiotteko vastata teille esitettyyn kirjelmään tai poistamaan nämä kulkuluvat vielä tämän toimikauden aikana vai oletteko sitä mieltä, että tämä asia ei kuulu enää tälle lainsäädäntökaudelle? Kiitoksia. Non del presidente. Tämä ei ole puhemiehen toimiala, joten sihteeristö tutkii tätä asiaa. Ja tämä esittää sitten puheenjohtajakokouksessa, kun tämä asia on esitetty siellä. Sitten edustaja Marias. Kiitokset. Minä toivon, että Pontian kreikkalaisten maassa murha huomattaisiin sata vuotta on kulunut tästä joukkotuhosta 1919 sitten, kun Kemal Pasha tuli Pontuksen alueelle, Mustanmeren alueelle. No ne. Niin. Jos ette kerro, mistä on kyse, minun pitää ensin kyllä kertoa, mistä on kyse tässä aiheessa. Antakaa minun kertoa. Sitten nostele puheenvuoron, tämän jälkeen kun olen sen kertonut. Ensin haluan kertoa tästä. Niin, puhemies. Teille on ryhmämme. Ensin puhun minä ja sitten... Ensin puhun minä ja sitten puhutte te. Niin, täällä ECR-ryhmä on pyytänyt, että komission lausunto Pontianin kreikkalaisten kansanmurhasta 1943 laittaisiin viimeiseksi kohdaksi ennen minuutin puheenvuoroja – ja sitten tämän keskustelun jälkeen tehtäisi päätös. Nyt, edustaja Marjas, voitte kertoa, miksi pyydätte tällaista kohtaistuslistalle. Kiitokset puhemies. Euroopan parlamentin tulisi tunnustaa Pontian alueen kreikkalaisten joukkotuho. Tästä alueen kreikkalaisten joukkotuhosta on kulunut sata vuotta. Vuonna 1919 Kemal Pasha saapui Pontiuksen alueelle ja äh, sitä seurasi etninen puhdistus ja ihmisten massamurhat 350 000 ihmistä, naista, lasta ja miestä murhattiin. Siellä oli orjuutta, joukko raiskauksia, lukuisa määrä äh, tappoja ja ihmisten kärsimistä siitä syystä, että he olivat kreikkalaisia ja kristittyjä. Nyt me pyydämme, että äh, otettaisiin tästä julkilausuma mukaan, tunnustettaisiin Pontian kreikkalaisten joukkomurha, joka oli vuodesta 1981 vuoteen 2023 asti käynnissä. Ja toivomme, että parlamentin jäsenet hyväksyisivät tämän erityisen julkilausuman. Se kuuluu meidän historialliseen vastuuteemme. Sata vuotta on kuulunut, kulunut tästä joukkotuhosta. Haluaako joku vastustaa tätä? Ei eikä nimenhuutoäänestyksellä ECRn pyynnöstä, että annettaisiin komission lausunto Pontian kreikia, kreikkalaisten kansanmurhasta, joka laittaisi viimeiseksi kohdaksi ennen minuutin puheenvuoroa. Äänestys alkaa. Il voto è... Äänestys päättyy hylätty. Ehdotus on hylätty. Sitten tiistaina QE-ryhmä on pyytänyt keskustelua Assangein tilanteesta, joka voitaisiin yhdistää tähän väärinkäytösten paljastajien suojelukeskusteluun, jota edustaja Rosie esittelee täällä. Anna edustaja Torresille puheenvuoron. Hän voi esitellä ryhmänsä kannan. Olkaa hyvä. Yes. Kiitokset niin, kyse on juuri siitä, että kyse täytyy suojata tätä henkilöä. Kyse on Yhdysvalloista, Guantanamosta, Irakista, Afganistanista. Me kyllä kaikki, meillä oli oikeus saada tietää, mitä on tapahtunut henki-ihmisiä on kidut, kidutettu ja kohdeltu erittäin huonosti. Assangein fyysinen riippumattomuus saattaisi, koskemattomuus saattaisi kärsiä siitä, että hänet luovutettaisiin. Ja Euroopan unionin täytyy puhua demokratian puolesta, täytyy puhua oikeusvaltion avoimuuden puolesta ja me pyydämme, että asia otettaisiin esityslistalle ja haluaisimme siitä nimellis, nimellisäänestyksen. Eli Assangein vapautta täytyy kunnioittaa. Torres. Edustaja Torres. Äh, haluaako joku vastustaa? Olkaa hyvä. Against. Vasta lauseita. Haluatteko vastustaa? Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. We the Greens, we do want toivoisimme, että Assange-asiasta keskusteltaisiin erillisenä asiakokonaisuutena. Tämä luovutus Yhdysvaltoihin huolestuttaa meitä suuresti ja toivoisimme, että asia otettaisiin esityslistalle omana asiakohtanaan. Edustaja Renato, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Minä olen lakimies ja olen esitellyt ensimmäisen tällaisen tapauksen sen, mitä Guantanamon julmuuksia ja kidutuksia vastaan esitettiin. Toisaalta nyt puhumme päätöslauselmasta, jonka sisältö on yleisluontoinen ja kyse on henkilöistä, joita täytyy suojata, kun he tekevät ilmoituksia. Tämä tapaus on sinänsä hyvin merkittävä, mutta ei siitä pidä tehdä tällaista yleistapausta. Ja minä vastustan tätä päätöslauselmaesitystä, tällaista ehdotusta tällä tavalla yleisluontoisena ratkaisuna. Allora votiamo per appello nominale la... äänestyksellä äänestetään QE NGL-ehdotuksesta. Eli että lisättäisiin tähän väärinkäytösten paljastajan suojelukeskusteluun myöskin Julia Assangein tilanne. Ja suojellaan näitä henkilöitä, jotka siis ilmoittavat väärinkäytöksistä. Äänestys alkaa. Voto chiuso. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Tiistaille EPP-ryhmä on Kreslemitin yhteydessä, että Olaf-tutkinta ja erosyhteisön ottaisin pois esityksestä. Olkaa hyvä, Kresle. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Tähän on kaksi esitystä esitetty tähän harmaaseen vyöhykkeeseen liittyen, eli immuniteetin poistamisesta. Äh, ilman immuniteetin poistamista tiloja ei voida tarkastaa ja siksi vetoan artikloihin 141 ja 142 Euroopan parlamentin jäsentiä ei tietenkään saa asettaa huonompaa asemaan kuin kansallisia parlamentaarikkoja. Olafilla on tietenkin oikeus saada käsinsä nämä asiakirjat käyttöönsä ja toivoisimme, että seuraavassa parlamentissa asiasta äänestetään ja toivoisin, että tämä lykätään esimerkiksi syyskuulle, koska me tiedämme, että neuvosto ei ole tässä asiassa vielä ottanut kantaa. Ja jos nämä pyynnöt huomenna hylätään, niin se johtaisi siihen, että asema heikentyisi huomattavassa määrin. En puutu yksityiskohtiin, mutta toivoisin, että hyväksytte tällaisen lykkäyksen, jotta seuraava parlamentti voi käsitellä nimenomaista asiaa. Kiitoksia. Edustaja Kohn, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Voitte puhua vastaan. Kiitoksia puheenjohtajat kollegat. Minusta tämä ehdotettu muutos ei ole hyväksyttävissä. Me alusta lähtien olemme samaa mieltä, että uudessa Olaf-asetuksessa siinä on kova kiire koska Olafin ja Eppon tulevat suhde pitää määritellä nopeasti. Vuoteen 2020 mennessä pitää viimeistään saada selväksi. Viime, edellinen uudistus oli seitsemän vuotta, näin paljon meillä ei ole aikaa. EPP haluaa muuttaa esityslistaa, koska heillä on valiokunnassa enemmistöä muutosetukselle, joten tämä ei ole demokraattista. Ja tietenkään mitä, mitään ei tule tapahtuma muutoksia tämän asian suhteen kuitenkaan. Me, meitä käsitellään kaikkia samalla tavalla. Ja kun ajatellaan, kiireellinen tämä asia on, niin pyydän, että kaikki edustajat täällä talossa pitäytyvät hetkisessä ehdotuslistalla eh, muodossa, ettei näin saadaan kaikki rikolliset kiikki, ei pelkästään ne, jotka ovat täällä EPPien toimistoissa. Äänestetään tästä erotuksesta, epp erotuksesta nimenhuutoäänestyksellä. Että poistettaisiin esityslistalta Kresle-mietintö Olafin tutkinnoista yhteistyössä Eppon kanssa. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Hylätty, joten esityslista pysyy sellaisenaan kuin se on. QE-ryhmä haluaisi tiistai päivälle, laittaa korkean edustajan kommentin USAn tunnustamisen Kolanin kukkulan osalta Islannin, Israelin alueeksi ja mahdollinen siirtokuntien länsirannikon alueiden liittäminen. Edustaja Mari Matias Kuesta esittänyt tähän pyynnön. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Yhdysvaltain presidentin puheenvuorot äh, Golanin kukkuloiden julistamisesta Israelin maisuudeksi ovat yksipuolisia. Ja jos ajattelemme Benjamin Netanyahua, Israelin pääministeriä, hänen puheenvuoronsahan kulkevat samantyyppisesti länsirannan osalta. Tällaiset muutokset kovasti aiheuttavat äh, vahinkoa tuolle muutenkin herkälle tasapainolle. Israel on Euroopan unionin ja Israelin välisiä sopimuksia rikkonut jo muutenkin, ja meidän täytyy puuttua tilanteeseen ja saada todella tietää, mikä on unionin kanta. Eli me pyydämme, että Mogherini korkean edustaja saapuisi puhumaan tästä asiasta täysistuntoon, puhuisi kolonin kukkuloista ja länsirannasta. Tämä on aivan järkittävää, erityisesti se, kun olemme kuulleet nämä lausunnot. Haluaako joku vastustaa kuen ehdotusta? Hyvä, äänestetään ehdotuksesta, että lisättäisiin tällainen pyyntö esityslistalle. Sitten nimenhuuto äänestyksellä. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Tämä laitetaan kolmanneksi kohdaksi tiistain iltapäivälle. Eli varapuheenjohtaja ja korkeudustaja tulee kommentoimaan sitten USAn Kolanin kukkuloiden alueen tunnustamiseksi Israelin alueeksi. Ja sitten edelleenkin kuen pyyntö komissio, varapuheenjohtajalle ja korkeudustajalle Sudanin tilanteesta, joka laittaisiin tiistain neljänneksi kohdaksi. Edustaja Lopes, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. Omar al-Bashir lidera un um regime repressivo ja e autoritário. Kiitoksia, herra puhemies. 30 vuoden ajan Sudanissa on vallinnut ilmapiiri, jossa poliitikot, journalistit, järjestöt ovat joutuneet vallanpiteen hampaisiin. Tähän ovat erinäiset valtiot osallistuneet, mutta meidän täytyy nyt varmistaa, että me teemme yhteistyötä tällaisen kitkemiseksi kansan hyväksi. Eli presidentti on saatu erotettua vallasta, mutta kansa nousee edelleen barrikaadeille ja vaatii, että saadaan järjestettyä vapaat vaalit ja me uskomme, että tämä on päivän polttava kysymys, josta on täällä keskusteltava, joten toivoisin, että asia voitaisiin lisätä esityslistalle. Kiitoksia. Haluaako joku vastustaa kuen erotusta? Hyvä. Olkaa hyvä. Edustaja Businaro. Hyvä puhemies kun me päätimme kutsua korkean edustajan keskustelemaan unionin ulkopolitiikasta tähän täysistuntoon, niin me päätimme, että me pidämme nämä teemat listalla siitä syystä, että parlamentissa todella voitaisiin käydä syvällisempää keskustelua korkean edustajan kanssa ja välittää parlamentin viestiä myös seuraavalle parlamentille. Jos me otamme muita aiheita tähän, niin sitten itse asiassa meillä ei ole enää aikaa. Jos me otamme tähän paljon muita asioita, niin sitten meillä ei ole varsinaista strategista tavoitetta enää täytettynä, joten toivon, että me emme nyt sitten tukkisi tätä esityslistaa niin paljon, että koko strateginen tavoite jää täyttymättä korkean edustajan kanssa. Hyvä. Äänestetään kuen ehdotuksesta, että lisättäisiin tällainen varapuheenjohtajan, korkean edustajan lausuma Sudanin tilanteesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin, laitetaan tämän lausuma varapuheenjohtajalta korkeatiedustajalta kolmanneksi korjaksi iltapäivällä suurennin tilanteesta. Sitten vihreät ovat pyytäneet, että tiistai laitetaan iltapäivälle keskustelu Julian Assangein luovuttamisesta. Haluatteko vielä kertoa uudestaan tästä? Tämä olisi erillinen kohta siis. Tätä pyydetään nyt tässä erillisenä kohtana. Aikaisemmin se oli yhdessä toisessa keskustelussa. Äänestääkö ilman, että esitellään aihe? Kuka on puolesta, että pidetään esitellään keskustelu Mahdollista puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistaanpas. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kertus on hyväksytty. Eli tiistaille laitetaan komission lausun, lausuma mahdollisesta Julian Assangein luovutuksesta viimeiseksi kohdaksi. Sitten keskiviikko SNT-ryhmä on pyytänyt eh, ilmeisesti kohdaksi iltapäivän että sosiaalijärjestelmien koordinoinnista ja tämä tämänkin kokous alkaa siis silloin 8.30. Pyydän edustaja Rodrigosia esittelemään tämän kohdan. Olkaa hyvä. President, uh, on behalf of uh, SND Group. Herra puhemies, sd ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa, että Barasin mietintö tulisi keskiviikon ensimmäiseksi käsiteltäväksi aiheeksi, sillä olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeä aihe. Meidän täytyy varmistaa sosiaaliturvan tuteutuminen silloin, kun kyse on liikkuvista työntekijöistä ja henkilöistä kautta Euroopan. Eurooppalainen lainsäädäntö on päivittämisen tarpeessa ja tähän korjauksen tuo Balasin teksti. Tämä on hyvä parlamentin tuotos. Pitää paikkansa, ettei neuvosto vielä ole päässyt yhteiseen kantaan, mutta jos me keskustelemme tästä asiasta ja äänestämme tästä ja saamme ensimmäisen käsittelyn päätöksen, niin me tuotamme niitä tuloksia, joita olemme luvanneet, ja tämä on tärkeä kansalaisille. Ja siksipä ehdotan, että asia käsiteltäisiin keskiviikkona heti ensimmäisenä. Haluaako joku vastustaa tätä ehdotusta? Balas. Edustaja Palas. Liebe Kollegen. Hyvät kollegat, pyytäisin, ettei me hyväksyisi tätä ehdotusta, vaan hylkäisimme sen. On totta, että Elinen puhui, että tämä on tärkeä aihe eurooppalaisille kansalaisille, mutta pitkien neuvottelujen jälkeen emme onnistuneet kuitenkaan saamaan tulosta aikaiseksi, joka neuvosto olisi hyväksynyt. Me parlamentissa ja valiokunnassakin meillä oli erityisesti tilanne, että meillä oli erittäin erilaisia kantoja tähän, eikä tämä ollut yhtään ryhmää parlamentissa, joka oli täysin tyytyväinen tähän mietintöön. Ja meidän pitäisi vähän ottaa vielä aikaa tähän käsittelyyn ja, ja ensi vaalikaudella ilman paineita voitaisiin keskustella tärkeästä aiheesta ja neuvotella järkevästi eikä nyt paineen alla nopeasti. Koska muuten me kyllä leikkaisimme omia oikeuksia, myös hyväksyisimme tämän ehdotuksen. Sitten meillä on hyvin tiukat määräjät tämän jälkeen, ja parlamentilla ei tällainen osin mahdollisuutta keskustella asiasta järkevästi, joten pyytäisin, vetoaisin teihin, käsitellään tämä ensi vaalikaudella, ja älkää hyväksykö tätä pyyntöä tänään. Kiitos puhemies. Muutama sana nopeasti. Tästä on äänestetty valiokunnassa ja mandaatti on vahvistettu täysistunnossa. Muistuttaisin siitä, että parlamentti on ollut yhteneväinen keskusteluista ja neuvosto on tehnyt tässä virheitä mutta uskon, että seuraavan parlamentin kannalta on erittäin merkittävää, että me esitämme vahvan kannan nyt jo myönteisessä suhteessa, siis voimasuhteet esitämme ja näin osa neuvoston edustajista mahdollisesti haluaa tämän seuraavalla kaudella ottaa mukaan. Esimerkiksi jos ajattelemme äh, perhemaksujen äh, indeksointia, uskon, että demokratian nimissä on oikein että parlamentti ensimmäisellä lukukerralla esittää kantansa. Olisi todella ikävää, että tätä ei jatkettaisi, koska parlamentti on solidaarisesti työssä toiminut. Jäämä. Edustaja Zimmer ja sitten äänestys tämän jälkeen. Ja ich möchte dafür sprechen. Ehdottaisin, että asia otetaan esityslistalle. Tämä on normaali menettely, eli kun kolmikantaneuvottelut ovat käytännössä ja yhteisymmärrystä ei löydy, esimerkiksi siitä syystä, ettei ehdotusta voi hyväksyä tai sieltä ei löydy riittävää enemmistöä, niin tietenkin meidän täytyy parlamentissa sopia siitä, että asian, kan, asiaan liittyvä parlamentin kanta hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä. Nyt argumentointiin sillä, ettei tämä olisi kypsä päätöksentekoa varten, Saanen muistuttaa, että tämä oli niin kypsä tilanne, että mehän todellakin kävimme monia monia kolmikanta neuvottelukierroksia ja sanoisimme, että koska neuvosto ei pääse yksimielisyyteen, niin me emme voi saada omaa kantaa yksiin kansiin, joten silloin kyllä kampitamme itseämme. Kuten te, herra puhemies, totesitte itse, kyse on myöskin Euroopan parlamentin roolin vahvistamisesta – ja juuri päinvastoin käy, jos hylkäämme tämän ehdotuksen. Eli äänestetään SND-ryhmän pyynnöstä, eli käyttäisiin keskiviikon aamulla ensimmäiseksi kohdaksi edustaja Balasin sosiaalijärjestelmien koordinointi. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Joten kokous alkaa sitten, tai esitys mukaan 8.30 ja äänestys on sitten torstaina. Tarkistukset ja niiden jättöaika on ähm, maana tiistaina kello 10 mennessä ja sitten eri, eri säännökset ja muut niihin liittyvät julistukset 17. päivä kello 16 mennessä. Sitten EFTT-ryhmä on pyytänyt, että lisättäisiin aihe universaali digitaalinen identiteetti perusoikeuksien eurooppalainen, eurooppalaisille kansalaisille. Tämä olisi keskiviikkona ja tästä äänestäisin torstaina. Edustaja Castaldo voi kertoa tästä ehdotuksesta, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Ehdottaisin, että puhuttaisiin tästä perusoikeuksista, eli digitaalisesta identiteetistä. Olen nähty jo paljon julkisessa, mutta myöskin yksityiselämässä tämän vaikutuksia, joten pitäisi luoda konkreettista suojaa ihmisille netissä. Samanlaista suojaa kuin normaalielämässäkin. Että meillä kaikilla olisi sama suoja kaikilla kansalaisilla. Tämä on erittäin tärkeä asia, eli pitää taata tasavertoinen kohtalo myöskin virtuaalimaailmassa. Tätä asiaa ei voida enää unohtaa, koska internet on sellainen paikka, jossa voi käyttää myöskin mahdollisuuksia, mutta sitten kun siellä on, niin jokainen eurooppalainen kansalainen sitä pitää myöskin suojella siellä – Joten haluamme, että parlamentti ottaa tämän perusoikeuden, eli digitaalisen identiteetin huomioon ja suojellaan digitaalisia oikeuksia, kuten niitä sopimuskin taas sitten on todennut, että pitää olla myös oikeus tulla unohdetuksi. Ehdotan, että tämä voi, keskustelu voitaisiin käydä ensi keskiviikkona. Haluaako joku vastustaa tätä, toteaa puhemies. No niin, äänestetään nimenhuutoäänestyksellä FTTn ehdotus. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys on päättynyt. Se ehdotus on hyväksy, hylätty, hylätty. Ja näin esityslista on täten lopullisesti hyväksytty. Edustaja Koratsa Pilt, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I would like to... Herra puhemies, kiitoksia. ISIS ja Daesh lapsien karmaisevat elinolosuhteet Toivoisin, että näitä lapsia etsittäisiin aktiivisesti, pelastettaisiin ja tuotaisiin tänne Eurooppaan ja kotoutettaisiin. Annettaisiin heille se suoja ja turva, jota he oi, joihin heillä on oikeus. Yksikään lapsi ei synny terroristiksi. Jokaisella lapsilla, jolla on unionin kansalaisuus, on myöskin unionin kansalaisen oikeudet. Lapsia ei voi rangaista heidän vanhempiensa tekosista. Toivottavasti olette kanssani samaa mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten esityslistalle seuraava, seuraava asiaan. kellemes délutánt kvánok mindannyiuknak. Mm, Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa jatkamaan nyt keskustelua Ensiksi Rosier, olkaa hyvä. Yes, we noticed it. It's a point of order. The floor is yours. Niin, olkaa hyvä. Huomasimme, että tässä on kyse työjärjestyspuheenvuorosta. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Niin, olen pahoillani, että en ehtinyt puhua ennen kuin Tajani lähti. Minä muistuttaisin että tässä en puhu nyt näistä oikeuden rikkomisesta ilmoittavista henkilöistä, vaan puhun tuosta työvaliokunnasta puhemiehen kokouksesta, jossa piti käsitellä tuota artiklaa 17, kun kyse on parlamentin ja uskontojen välisestä suhteesta. Tämä mietintö viittaa tuohon artiklaan 17 ja siitä, että uskonnollisten järjestöjen loppaus voisi helpottua parlamentissa, mutta kansalaisjärjestöille ei tästä ole ole tarjoitettu. Kyse on kuitenkin uskonnoista, joissa naisten oikeuksia poljetaan, lapsia kohdellaan miten sattuu ja näin poispäin. Miten me voimme ottaa nämä uskonnolliset järjestöt tänne toisella tavalla kuin muut kalenasalaisjärjestöt? Meidän täytyy demokraattista ja avointa keskustelua käydä tässä seuraavassa parlamentissa, seuraavassa täysistunnossa, koska nämä aiheet ovat liian vakavia, jotta ne voidaan yksi kaksi vain käsitellä tuolla seinien takana jossakin ja tuodaan ne tänne sitten saliin noin vain hyväksyttäväksi. Kiitokset. Tämä on kirjattu ylös. Nyt kokouksen pöytäkirjaajien myös. És most akkor az első napirendi pontunkra rátérünk. No niin, nyt sitten Rosier esittelee meille myös seuraavan esityslistan kohdan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. Merci, madame. Kiitän puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, tämä on Euroopan kansalaisten kannalta merkittävä asia. Kyse on siitä, että me kiinnitämme huomiota näihin demokratiassa toimiviin ihmisiin, jotka tekevät ilmoituksia. Tämä liittyy siihen, että demokratia pysyisi taloudellisten intressien ulkopuolella. Me haluamme suojata niitä ihmisiä, joilla on rohkeutta puhua ja suojata meidän yhteistä etuamme. Meidän täytyy siis vastavuoroisesti suojella heitä, kun kun he ovat rohkeasti toimineet suojellakseen yleistä etua. Ja kyse on erityisesti nyt yleisestä suojelusta ja siihen tehdystä direktiivistä. Parlamentti on erityisesti tehnyt asian eteen työtä vuodesta 2014. Me olemme halunneet tehokkaan suojan näille ilmoittajille ja näin siitä on nyt tullut sitten muodollisessa muodossaan direktiiviehdotus. LuxLeaks, Panama-paperit, muut vastaavat ovat todellakin osoittaneet, miten huonossa jamassa nyt ollaan, minkälaisessa pelossa ilmoittavat henkilöt joutuvat elämään. Me olemme halunneet korjata tätä direktiiviä itsessään ja me olemme halunneet, että tästä äänestetään siten, että sen sisällä on hyvin vahva suoja ilmoittaville henkilöille. Muistan keskustelut vuodelta 2016 ja 2017, että ei tämä olisi mahdollista, että minkäänlaista oikeusperustaakaan ei olisi olemassa Euroopan unionin alalla toimia. Mutta kuitenkin nyt kolme vuotta myöhemmin me olemme keskustelemassa asiasta. Toivon, että tämä, tästä äänestetään, tämän puolesta äänestetään kohta puoliin parin päivän päässä. Kansalaisjärjestöt, parlamentti ovat vahvasti vieneet tätä eteenpäin ja nyt hedelmiä voi voidaan sitten poimia tästä yhteisestä työstämme kansalaisten huolten hälventämiseksi. Ja haluaisin korostaa tässä sitä, että komissio, varsinkin komission jäsen Jurova, on sitoutunut tähän työhön hienosti ja komissio on halunnut auttaa meitä löytämään ratkaisun siihen, että näitä ilmoittavia henkilöitä voidaan suojata. Ja me voimme tarjota laajaa suojaa, mahdollisimman laajaa suojaa sellaisessa muodossaan kuin parlamentti alun perin tekstistä jo e, teki ehdotuksensa vuonna 2017. Kyse on perinteisestä työsuhteesta, virkamiessuhteesta, myös konsulteista, harjoittelijoista, itsenäisistä asiantuntijoista ja muista vastaavista, jotka kuuluvat tämän suojelun piiriin he ovat samalla viivalla. Me haluamme myös suojata niitä ihmisiä, jotka ovat kollegoita tai tällaisen ilmoituksen tekijän läheisiä tai jotka ovat auttaneet häntä tässä työssä, jotka voisivat myös joutua kärsimään työpaikallaan näiden ilmoitusten esille ilmi tulemisesta me haluamme mahdollisimman laajan soveltamisalan, koska haluamme suojata unionin taloudellisia etuja. Kyse on yritysten verotuksesta, kyse on ympäristön suojelusta, monista muista laajista kysymyksistä. Näin me seurata, seuraamme sitten näitä suosituksia mahdollisesti myös sektorikohtaisiin ö, säädöksiin päädytään, jotta soveltamisala saadaan mahdollisimman laajaksi. Tämä on hyvin vahva teksti. Voidaan myös muuttaa mentaliteettia. Haluttiin nimenomaan se, että yrityksen sisällä olisi olemassa myös tällainen <clears throat> ilmoitusten suojelijoiden järjestelmä. Tämä, tätä, tämä halusimme mm, pakolliseksi sisäiseksi järjestelmäksi, mutta tässä ehdotuksessa on ollut suuria ongelmia aluksi ja parlamentti on halunnut yhteislainsäätäjän roolissaan parantaa tätä tekstiä jotta emme olisi saaneet sitten liian heikkoa järjestelmää aikaiseksi. Nyt täytyy sanoa, että teksti on varsin vahva Siinä tarjotaan tiettyä immuniteettia, siinä tarjotaan myös tietolähteiden suojaa, lausekkeita ja myös todistustaakan kääntämistä jonka kautta on palkansaajia erityisesti tarkoitus suojata. Näin ei jätetä yksin niitä ihmisiä, jotka usein ovat jääneet hyvin yksin eh, näiden suurten monikansallisten yritysten edessä. Tämä vahvistaa kansanvaltaa. Kiitän varjoesittelijöitä, jotka ovat eh, sitoutuneet tähän työhön. Tässä nähdään, että kun parlamentti on yhtenäinen, niin se pystyy toimimaan ja se pystyy myös eh, purkamaan nuo estävät vähemmistöt neuvoston kokouksissa. Ja kiitokset tästä solidaarisuudesta. Suuret kiitokset myös komission jäsen Jurovalle, joka on halunnut auttaa meitä tämän kompromissin aikaansaamisesta. Toivon, että huominen äänestys voisi tuoda Euroopalle oikein hyvän direktiivin. Kiitokset. Seuraavaksi Viegas, olkaa hyvä. Signore Presidente, Um um Kiitoksia, rouva puhemies. Miljardi euroa. Tämän verran menetetään vilpillisen toiminnan kautta kuusi kertaa unionin budjetin verran. Portugalin valtiokin ikään kuin menettää tässä rahaa ja väärinkäytöksistä ilmoittavia vainotaan, heidän henkeään jopa uhataan. Tämä teksti puuttuu asiaan paljon, on tietenkin vielä tehtävä, mutta meidän täytyy tehdä itse kaikkemme, jotta voimme varmistaa sen, että anonyymius, nimettömyys voidaan taata. Ilmoittavat henkilöt ovat ikään kuin jäämässä uhrin asemaan ja monikansalliset yritykset pääsevät kuin koira veräjästä. Meidän täytyy puuttua tähän, mutta tämä on askel oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi live puolesta Pagasaur Rois. Olkaa hyvä minuutti. Kiitän puhemies. Minä olen saanut Live-valiokunnan lausunnon laadittavakseni. Me haluamme, että lainsäädännöllä mentäisiin mahdollisimman pitkälle. Se, mitä huhtikuussa komissio meille esitti, oli sinänsä hyvä ja tämä ehdotus tuli parlamentin käsittelyyn. Niin me haluamme vastata siihen, mitä yhteiskunta vaatii. Me halusimme yhtenäistää lainsäädäntöä, joka on kovasti pirstaloitunutta Euroopan unionissa ja taata oikeusvarmuutta. Monta kertaa ei uskalleta vieläkään tehdä näitä ilmoituksia, koska pelätään erilaisia vastatoimia, vaikka nyt täytyy olla tällaiset varmat ilmoituskanavat, jotta rohkeus riittää ilmoituksen tekemiseen. Tämä Tämä on suorastaan kansalaisvelvollisuus tällaisten väärinkäytösten ilmoittaminen. Sen ei pitä, sitä ei pitäisi nähdä sankaritekona, vaan se on kansalaisvelvollisuus. Ja tässä parlamentissa ei olisi onnistuttu näin pitkälle pääsemään, jos Panama-paperit eivät olisi tulleet niin vahvasti hyökänneet silmille. Kyse on suurista rikoksista, suurista veropetoksista, jotka vastu- käyvät vastaan julkista etua ja yhteistä etua. Sen takia me haluamme puoltaa yleistä etua ja toivottavasti, että nyt saamme tämän direktiivin avulla tilanteen ratkaisu. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi komission puolesta Jurova kaksi minuuttia. Puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää esittelijää, edustaja Virginia Rosieria, myöskin edellisiä puheenjohtajakausia kovasta työstä, joka on tehty, joka sallisi, että saatiin nopeaa hyväksyntää aikaiseksi tämän ehdotuksen osalta. Kyllä, olen samaa mieltä, hyvä esittelijä, neuvottelut eivät ole helppoja, mutta kun me työstämme jotain tärkeää, niin me tiedämme sen. Ja komissio pitää tätä hyväksyttyä sopimusta hyvänä kompromissina, että voidaan luoda vakaa suoja väärinkäytösten paljastajille, mutta myöskin vahvistaa EU-lainsäädäntöä. Viimeiset skandaalit, Dieselgate, LuxLeaks, Panama Papers tai Cambridge Analytica, ne eivät ole tulleet päivänvaloon ilman, että väärinkäytösten paljastajat olivat niin rohkeita. Ja näillä säännöillä voimme paremmin suojella heitä ja myöskin estää korruption tai, tai ihmisten terveyden tai ympäristön haittaamista. Me tarvitsemme korkeaa suojan tasoa joka, ja myöskin laajasti saatavat ilmoituskanavat ja sitten myöskin laaja soveltamisala tälle väärinkäytösten paljasta pyritään käyttämään ensin sisäisiä kanavia, jotta voidaan tämän järjestön sisällä katsoa ensin rikkomusta. Ja sitten, että sisäiset kanavat sekä julkisella että yksityisellä taholla tarjoaa tietyt kanavat heille, mutta tiedän, että tämä on tärkeä asia tälle talolle, että myöskin väärinkäytösten paljastajilla on myöskin vapaa valinta – ilmoittaa asiasta suoraan toimivaltaisille viranomaisille, ottaen huomioon tilanteen. Heitä suojellaan täysin kuitenkin tässä, jos tekevät näin. Laaja soveltamisala takaa sen, että direktiivi tulee vahvistamaan EUn lainsäädännön ja politiikan täytäntöönpanoa. Tämä sallii sen, että komissio pystyy paremmin myöskin panemaan täytäntöön yleistä etua suojaavia määräyksiä, kuten todettiin vuonna 2018 parempi lainsäädäntö, parempi soveltaminen. Tässä direktiivissä on vähimmäistandardit olemassa, joita myöskin komissio pyytää, että jäsenvaltioita laajentaa näitä direktiivimääräyksiä muillekin alueille ja voidaan ne luoja periaatteet. Nämä ehdotukset on erityisesti huomioon tekstissä erityisesti kompromissi materiaalilaivan osalta. Tästä tulee katsomaan päivittämistä mahdollisimman aikaisin viimeistään 2025 sen jälkeen, kun sopimus on transponoitu. Ja tässä pyritään erityisesti ottamaan huomioon myöskin sosiaalipolitiikka mukaan soitamisalaan. Tämä sallisi sen, että meillä on hyvin laaja arviointi siitä, että kuinka direktiivi toimii tämänhetkisen sosiaalilainsäädännön kanssa yhteydessä. Ja sitten tämän jälkeen poliisit myöskin tästä poliittiset julkilausumat liitteen osalta ja niitä tullaan tarkastelemaan artiklan 27 mukaisesti direktiivissä. Ja tulemme myöskin ehkä ehdottamaan sitten sitä, että soveltamisalaa laajennetaan artikloja 153 ja 157 mukaisesti sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta, kun ollaan ollut yhteys työmarkkinajärjestöihin tarpeen vaatiessa artiklan 154 mukaisesti. Lopuksi näiden standardien hyväksynnällä, hyväksynnällä e EU osoittaa olevansa sitoutunut avoimuuteen, hyvään hallintapaan ja sananvapauteen, jotka ovat tärkeitä oikeuksia, joihin EU perustuu. Ja tämä on selkeä viesti, jonka annamme kansalaisille ja sidosryhmille Euroopan vaalien alla. Komissio täysin tukee yhteislainsäädäntäjien kompromissia ja odottaa huomista äänestystä. Kiitoksia. Nagyon köszönjük mi is. Egy percre Flanagan úrnak adom meg a szót. Kiitos. Ja seuraavaksi Flanagan minuutti. Parancsoljon kontvaliokunnassa. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ilmoittavat henkilöt ovat uhr, uhreita ihmisiä, ottavat melkoisia riskejä. Ja toivottavasti tämänpäiväinen tekomme tarkoittaa, että jatkossa ei tarvitse olla enää niin urhea voitakseen ilmoittaa väärin käytöksistä. Jos näin tekee omassa maassani, niin silloin saa kyllä pelätä henkensä puolesta. Henkistä sodan käyntiä käydään, talous menee kuralle, ilmeisesti et pääse koskaan enää töihin. Meidän täytyy luoda sellainen tilanne, jossa joka ikinen meistä voi pelottaa ilmoittaa väärinkäytöksistä ja heitä ei pistetä pihalle eikä heitä uhata, jos ilmoittavat väärinkäytöksistä. Joten hyvä on saatu aikaiseksi. Harvoin näin täällä käy, joten onnittelut tehdystä työstä. Kiitokset. Seuraavaksi työllisyysvaliokunnasta Patrick Löjärik, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. tässä direktiivissä ei ole tarjottu aikaisemmin riittäviä suojatoimia ja siitä syystä ehdotuksemme mukaisesti on syytä parantaa tilannetta, kuten Rosierin teksti esittää. Näin on kyse yleisestä edusta ja sen takia mahdollisimman laaja soveltamisala täytyy täällä tekstille saada ja poikkeusten mahdollisimman pieniä. Jäsenvaltioilla on kuitenkin varsin laaja Harkinnan valta ja se voi vaikuttaa kovasti tiettyjen hallitusten innokkaakuuteen neuvostossa. Komissio, komission täytyisi valvoa sitä, että täytäntöön pantaisiin säädettyä suojelua suuntaviivoin. Tehän puhuitte niistä, hyvä komission jäsen, tai sitten täytyisi myös esittää tulkinta, tulkintasuuntaviivat siitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa osattaisiin asettaa oikea suojelu silloin, kun on kyse yleisten etujen suojaamisesta ilmoittajien yhteydessä. Julian Assange-tilanne on tässä myös kyseessä. Sama koskee Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Assangeista raportoivia toimittajia. Kiitokset tästä. Seuraavaksi en ympäristövaliokunnasta Omar G, olkaa hyvä minuutti. Niin, hyvä komission jäsen, te sanoitte, että haluatte suojata näitä ilmoitusten tekijöitä, mutta kuka auttaa Julian Assangea Euroopan unioniko pitäisi muistaa, että me olemme hänelle kovasti velkaa, sillä Julian Assange on juuri toiminut niin, että nämä valtavat ja Yhdysvaltain toimet Euroopan unionissa on havaittu. Me emme saa unohtaa tätä koskaan. Meidän täytyy sanoa se myös suoraan. Hän, hän ollaan luovuttamassa Kyse on hänestä, mutta myös kaikista muista ilmoitusten tekijöistä, joita haluamme suojata, mutta heitä terrorisoidaan jatkuvasti muualla. Aika on koittanut. Meidän täytyy voittaa tuo pelko. Meidän täytyy suojata kaikkia niitä, jotka, joita kirjoitetaan, viedään oikeuteen, tuomitaan väärinkin. Joskus heidät saatetaan jopa murhata vain siksi, että he ovat palvelleet yleistä etua. Ja nyt meidän täytyy vapaa vapauttaa, saada Julian Assange vapautettua. Kiitokset tästä. Seuraavaksi Nikolaus Schuntis kulttuurivaliokunnasta minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Julian Assangein pidätys on tulevaisuuden näkymä. Eli tällainen, että tukahdutaan. Tällainen tilanne, jossa neoliberalismi ja sen kritisointi on rikos. Näemme kyllä selkeästi, että tällä hetkellä tapahtuu USAssa ja sen monessa barbaareissa toimissa, Afganistanissa, lähi ja kaikki muualla. Kaikki, mitkä on paljastettu Wikileaksissa, ne on tehnyt Assangeissa vihollisen numero yksi. Meidän pitää tehdä tämä selväksi, että tämän tyyppinen tutkiva journalismi – se on ehdottoman tärkeää yhteiskunnan avoimuuden avalta. Assangein pidätys on asia, joka koskee meitä kaikkia. Me, meidän pitää ottaa tämä huomioon, jos haluamme toisenlaisen Euroopan. Meidän pitää yhdistyä yhdessä tämän tyyppistä hyökkäystä vastaan, joka hyökkää journalismia vastaan. Kiitokset. Seuraavaksi Hauregi Tondo, minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä uskon, että olemme ottaneet askeleen eteenpäin julkisen edun, yleisen edun, Euroopan unionin oikeuskäytännön ja avoimuuden näkökulmasta ja myös et- et- etiikan näkökulmasta. Haluan onnitella tosiaan Virginie Rosieria tästä erinomaisesta työstä myös komission jäsentä samalla tavalla. E, kyse ei ole rikollisista, kun puhumme näistä ilmoitusten tekijöistä. Kyse on esimerkillisistä kansallisista ja valitettavasti meillä on lukuisa joukko esimerkkejä siitä, että he ovat joutuneet kärsimään julmasti, menettäneet työpaikkansa, ammattinsa, heitä on taloudellisesti ahdistettu, ja joitakin myös ajettu rikosoikeudelliseen vastuuteen. Näin ei voi enää käydä. Tämä täytyy saada päätökseen. Tämä direktiivirjoitus on erittäin hyvä. Se on hyvin kaiken kattava, kuten jo sanottiinkin, ja se kaikkien poliittisten äh, kan, ryhmien kannan on jo saanut, tuen on jo saanut taakseen, joten meidän täytyy tämä nyt saada nopeasti eteenpäin. Kiitokset. Kiitokset tästä. Ja seuraavaksi ryhmien puolesta. Ensiksi kansanpuolueen Axel Foss olkaa hyvä. Dank, Frau Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin komission jäsenelle tästä esityksestä. Korkea aika olikin. Valitettavasti tässä kiirettä piti, eli eletään jo lainsäädäntökauden loppua. Yleensä pitäisi kyllä antaa enemmän aikaa tällaisten asioiden käsittelyyn. Kiitokset myöskin kollegas Didien nimissä. Varjoesittelijänä hän haluaisi kiittää esittelijää tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitokset myöskin kaikille muille. Kyse on ö, oikeutetusta ilmoituksen antamisesta. Mielestäni nyt oli korkea aika tehdä näin. Perustelut on kuultu ja kuten kompromissistakin on luettavissa, tämä on jokaisen henkilön oikeus. Kaiken pitää lähteä oikeuksista ja velvoitteista ja laillisuudesta ja laittomuudesta. Meidän ei tarvitse enää vääntää kättä moraalisista asioista, vaan meidän täytyy katsoa, mikä on juridisesti oikein ja mikä ei. Mielestäni on hyvin Hyvä, että tämä luo pohjan myöskin PK-yritysalalla tapahtuvalle tehokkaalle toiminnalle. Kustannuksia voidaan leikata, voidaan tehdä yhteistyötä, järjestöjen kautta voidaan asia hoitaa. Ja mielestäni on hyvä, että me olemme löytäneet ilmoitusmallin, joka ei vuoda saman tien lehdistölle, vaan alkuun katsotaan yrityksen sisäisiä tai ulkoisia toimintamahdollisuuksia. Kiitokset vielä kerran kaikille niille, jotka ovat kantaneet tässä hankkeessa kortensa kekoon. Ja kansanpuolue voi kyllä hyväksyä tämän ehdotuksen mieli hyvin. Kiitoksia. Kiitokset ja Kaufman seuraavaksi. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät kollegat. Tänään on erityinen päivä minulle. 28 vuotta sen jälkeen, kun tulin tarkkailijaksi uusiin, uusien osavaltion osalta tänne tarkkailijaksi tänne parlamentti. Nyt, nyt olen viimeistä kertaa täällä täysistunnossa puhumassa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni teitä kaikkia. Työ teidän kanssanne, hyvät kollegat – on ollut aina suuri ilo lähde minulle, kun olemme yhdessä työstäneet yhteistä Eurooppaa. Tämä parlamentti, jossa on niin monien maiden edustajia, on todellakin ainutlaatuinen parlamentti. Ja me olemme todellakin saaneet paljon aikaa yhdessä. Ja tämä ei saa koskaan estää meitä siinä, että me taistelemme tämän projektin puolesta. Emmekä koskaan nationalistit tai populistit – saa heittää lokaa tämän eurooppalaisen projektin päälle tai tuhota sitä. Hyvät kollegat, huomenna annamme vihreän valon eurooppalaiselle suojelulle, väärinkäytösten palestajille, suojelu ihmisille, jotka ilmoittavat julkisen edun nimissä väärinkäytöksistä. Tämä on suuri menestys kansalaisille, mutta myöskin meille mepeille. Me olemme vaatineet tätä suojaa jo pitkän aikaa ja me olemme myöskin taistelleet sen puolesta kovasti. Ja tämä on vihdoinkin tuonut tuloksia. Ja toivon, että monet kollegat, jotka ovat edelleenkin ehdokkaina vaaleissa, ottavat tämän väärinkäytösten paljastajien tilanteen muut, muutkin käytännön asiat esille, kun he viestivät kansalaisten suuntaan ja yhdistävät tähän viestin, että Eurooppa tarjoaa kaikille kansalaisille lisäarvoa. Ja olen erittäin ylpeä, että olen ollut mukana tekemässä tätä työtä. Kiitoksia. Kiitokset tästä. Ja Tomasic, olkaa hyvä minuutti EKRn puolella. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. On tärkeää keskustella väärinkäytösten paljastajien tilanteesta, varsinkin Assangein pidätyksen myötä. Ihmisiä, journalisteja on kampitettu ja meidän täytyy turvata ihmisten suojelu silloin, kun he ilmoittavat väärinkäytöksistä, mutta järjestelmän toimivuus edellyttää tietyt ehdot, jotta osataan arvostaa ihmisten tekemää työtä. Me tarvitsemme myöskin ammattimaista viestien käsittelyä, mutta on tietenkin selvää, ettei kaikkea voida hyväksyä yksiselitteisenä faktana, vaan asioita on tutkittava ja selvitettävä, onko väitös todenmukainen. Me tarvitsemme toimivan oikeusjärjestelmän kautta linjan, mutta sillä saralla tarvitaan vielä parannusta erinäisissä jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi Kavara Alden puolesta arvoisa puhemies. Mikäli me nyt tutkailemme koko vaalikauttamme, niin me olisimme tarjo- me olemme tarjonneet henkilötietojen suojaa kansalaisille ja me olemme myös antaneet yhdysvaltalaisille tästä vähän vihjettä. Kansalaiset eivät ole digitaalisen maailman objekteja, eivätkä myöskään suurten yritysten pelinapuloita tässä työssä on nyt kulunut monta vuotta, viisi vuotta on nyt kulunut tällä kaudella ja me olemme tehneet perustavanlaatuista työtä tähän mennessä. Jos Snowden olisi ollut eurooppalainen, niin hän ei olisi joutunut pakenemaan moskovalaiselle Datsalle, tiedustelu upseerien valvottavaksi, eikä olisi joutunut myöskään Julian Assange tällaiseen pidätykseen ja mahdolliseen luovuttamisuhkaan joutumaan. Ja näin kyse on huomattavasta saavutuksesta ja kyse on siitä, että me olemme suojelleet yksittä, yksilön oikeuksia ja yhteisöllisiä oikeuksia. Ja tässä haluaisimme, ki, haluaisin kiittää kahta erinomaista työntekijää, Rosieria, erinomaista työtä todellakin ja komission jäsen Jurovaa kun me olemme usein olleet kyllästyneitä komission ehdotuksiin, niin tämä teksti on aivan hienosti kerännyt yhteen sen, mitä tarvittiin. Ja näin me olemme halunneet toimia kaikkia niitä vastaan, jotka toimivat Euroopan unionia vastaan. Ja emmekä myöskään halua, että meidän arvojamme enää tällä tavalla loukattaisiin. Kiitokset. Kiitos tästä. Seuraavaksi Pascal Duhan vihreiden puolesta minuutti. Puhemies, Euroopan unionin tulee suojata yleistä etua sekä omia kansalaisiaan kaikkineen. Se on täysin mahdollista. Ei tarvitse mennä perustamissopimusten ulkopuolelle eikä myöskään paeta yhtään mihinkään, vaan tämä Eurooppa on olemassa. Tämä Eurooppa, sillä on demokratian tavoitteensa, mutta se on joutunut vaaraan, koska tekni- teknokratia on niin paljon epäselvyyttä. Me tarvitsemme nimenomaan tällaisia ilmoitusten tekijöitä, kansalaisia, rohkeita kansalaisia, jotka tekevät ilmoituksia väärinkäytöksistä, sellaisista toimista, jotka jo halutaan piilottaa. Tähän parlamentti nimenomaan komission kanssa haluaa tähdätä. Kiitokset Timmermansille, kiitokset Jurovalle, kiitokset myös Virginie Rosierille ja kaikille muille, jotka ovat asian eteen työtä tehneet. Minä muistuttaisin siitä, että tämä teksti on tietenkin tärkeä ja tärkeää on myös se, että kun parlamentti toimii yhdessä, mielessä ja tahtoo todellakin yleistä etua puolesta puolustaa, niin mikään ei meitä estä, ei mikään suuntaus estä meitä demokratiaa ja oikeutta puolustamasta. Kiitokset. Kiitos tästä. Ja seuraavana kuulemme EFDDn puolesta Castaldoa puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Vihdoinkin olemme hyväksyneet tämän direktiivin jota koko Eurooppa odotti vuosikausia. Tästä voidaan vähentää korruption kuluja, joka on noin 900 miljoonaa euroa vuodessa. Tänä päivänä tarvitsemme juuri tästä säännöstä, joka suojelee väärinkäytösten paljastajia. Ne ovat olla etulinjassa. Ne ovat tämän unionin parhaita kansalaisia, parhaita lehdistöedustajia, journalisteja, jotka ovat joutuneet kärsimään tätä tuot totuuden esille. Ja meidän pitää olla kiitollisia näille. Meidän olemme kaikki kiitollisuuden velassa näille, koska he joutuvat syrjintää yhteiskunnassa. Heitä pitää suojella ja pitää estää se, mitä tapahtui Afrikan sijalle 2016 tai Slovakiassa 2017. He tarvitsevat kaikenlaista suojelua heille, näille ilminantajille, mutta myöskin pitää suojella heidän perheitään. Tähän pitää luoda vähimmäistandardit. Joten on paradoksi juuri tämän, tämän direktiivin e- hyväksynnän alla Julian Assange, Wikileakin perustaja, luovutetaan hän on tehnyt hyvin tärkeitä paljastuksia, joita muuten että on koskaan me. Assange on nyt siir- se ollaan siirtämässä USAhan, jossa hänellä on siis myöskin kuolemanrangaistuksen riski. Tämä ei ole minun Eurooppani. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Zamit kansanpuolueen nimissä. Signora President, signora Commissario. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Kun äänestämme huomenna tästä uudesta lainsäädäntötekstistä, niin se on oikea päivä sille tapahtumalle, sillä huomenna 18 kuukautta tulee kuluneeksi siitä, kun Daphne Galizia tutkiva journalisti murhattiin. Ja Tähän peilaten voimme nähdä, miten tärkeästä lainsäädäntötekstistä on kyse. Tämä on selkeä viesti, jonka välitämme unionin puolesta. Me haluamme suojella tutkivia toimittajia. Minulla oli ilo ja kunnia saada työstää kollegoiden kanssa live-valiokunnan jurivaliokunnassa tätä tekstiä. Ja tein tämän työn en ainoastaan suojellaakseni väärinkäytöksistä ilmoittajia ja tutkivia toimittajia, vaan koska me myöskin samalla suojelemme kansalaisia, sillä Ilmoittavien henkilöiden ja tutkivien toimittajien avulla saamme tietoomme kaiken sen, mihin meillä on oikeus. Jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että direktiivi pannaan oikealla tavalla täytäntöön ja tarjotaan lakisääteinen suoja väärinkäytösten paljastajille, eikä lähdetä siitä, mitä hallitus haluaa tarjota. Kansalaisilla on oikeus saada tietoa tietoa siitä, mitä hänelle muuten ei tarjottaisi. Kiitoksia. Kofraatti, seuraavaksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Kuten täällä puhuttiinkin jo, että avoimuus poliittisissa toimielinkentässä ja taloustoiminnassa on erittäin tärkeää, jotta voidaan yleistä edusta pitää kiinni ja vahvistaa sitä. Tämä direktiivi on tärkeä askel oikeaan suuntaan hyvin vaikeassa aiheessa. Pitää todellakin arvostaa näitä rohkeita väärinkäytöstä paljasta, jotka ovat viimeisen kuukausien ja vuosien aikana paljastaneet monia asioita, kuten Panama Papers, Lease ja muut paljastajat. He tekevät työtä yleisen edun puolesta, mutta he, he joutuvat kärsimään tästä. He tarvitsevat kyllä suojan. Ja on hyvin tärkeää, osoittaa sen, että tämä on myönteistä, mitä he tekevät. Joten kiitän teitä ja esittelijä ja kaikkia muita, jotka ovat tehneet kunnianhimoista työtä. Tässä on teillekin myöskin tärkeä rooli, koska uskon, että komission pitää valvoa tämän lainsäädännön soveltamista, koska ne maat, jotka vastustavat tätä, eivät varmaankaan käytä, jätä tilaisuutta käyttämättä, jos he haluavat kiertää sitä jollain tapaa. Joten kiitokset, että jatkossakin vielä konkreettisesti seuraatte sitä, että tätä myös sovelletaan käytännössä. Seuraavaksi Julia Reda minuutti. Thank you, Chair. Almost... Puhemies, noin kolme vuotta sitten vihreiden ryhmä esitti aiheeseen liittyvän direktiivin luonnoksen. Tämä perustui kansalaisyhteiskunnan toimittajien ja poliitikkojen hankkeeseen. Ja tämä perustui myöskin juuri hyväksyttyyn Trade Secrets-tekstiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että unionin tasolla suojaa voidaan tarjota ilmoittajille. LuxLeaks-tapaus osoitti, että tällaista suojelua tarvitaan. Tavoitteenamme oli varmistaa, että kauppasalaisuuksia ei voida käyttää aseena ilmoittajia vastaan niin kuin Lux Leaks-tapauksessa kävi. Vuonna 2015 eurooppalainen kansalaisuuspalkinto myönnettiin LuxLeaks-ilmoitajalle, mutta kuitenkin hänet äh, tuomittiin äh, kauppasalaisuuksien paljastamisesta. Ja tähän liittyvät käsittelyt ovat pitkiä pitkät ja vaivalloiset. Nyt komissio on reagoinut tilanteeseen ja tehnyt niin kuin vaadimme vuonna 2016, eli että toi väärinkäytöksestä ilmoittajien etu on aina kaiken A ja O. On erittäin tärkeää toimia tällä tavalla ja haluaisin kiittää komissiota, esittelijää ja muita tästä aikaansaannoksesta. Tämä on erittäin tärkeää kansalaisten näkökulmasta katsottuna. Kiitoksia.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 nykyisen vuosituhannen monimutkaisten suhteiden maailmassa toimittava toisella tavalla, kun me haluamme suojata ilmoitusten tekijöitä. Yhteiskunta ei voi ole voinut tähän mennessä käyttää moderneja keinoja. Ilmoitusten tekijät ovat hyvin merkittävässä asemassa tekemässä ilmoituksia näistä huomattavista väärinkäytöksistä. He tarvitsevat tasapainoisen suojelun. Lisäksi tarvitaan myös joukkokanneyhteyksissä riittävää suojaa. Tässä ei ole tarkoitus luoda työntekijöiden ja työnantajien välistä taistoa sen enempää, mutta minä uskon, että me olemme löytäneet nyt hyvän välitysratkaisun. Pitäisi tämän puolesta äänestää. Regner, olkaa hyvä. Macht. Kiitoksia. Valta tarvitsee valvontaa. Väärinkäytösten direktiivi on oma panoksensa tähän. Että suojellaan näitä rohkeita paljastajia ja ilmoituksen tekijöitä. Haluaisin muistuttaa myöskin muistakin henkilöistä, jotka ovat todellisia sankareita ja maksavat suuren hinnan tästä. Muistakaa LuxLeaks myös, joka oli suuren veroskandaalilähde. Se, että me haluamme enemmän avoimuutta veromaailmaan, voidaan kiittää siitä näitä tärkeitä ilmoituksen tekijöitä. Heitä pitää myös suojella. Ja kiitokset myöskin äh, Virginille ja komission sen ja kaikille muillekin mepeille, jotka ovat tehneet yhteistyötä tässä, koska me osoittaneet sen, että tässä tarvitaan itsetietoinen parlamentti, joka tekee yhdessä yhteistyötä ja käyttää myös itse aloiteoikeutta. Kiitokset. Seuraavaksi Eva Jolie, minuutti. Olkaa hyvä, vihreät. Kiitos Puhemies, hyvä komission jäsen, tämä direktiivi ilmoitusten tekijöiden suojaamiseksi osoittaa, että Eurooppaa voi muuttaa. Siihen tarvitaan poliittista tahtoa, optimismia ja työtä. Eurooppa ei kuitenkaan pelkästään ole juuri sellainen, jota vihreät toivoisivat tällä hetkellä. Vuonna 2015 komissio sanoi, että ei pystytä nykysopimusten mukaan toimimaan eikä tällaista suojaa tarjoamaan. Me vihreät olemme luoneet oman ehdotuksemme ja osoittaneet Junckerille, että ei pidä jäädä nyt lepäilemään laakereilleen. Ilmoitusten teki joiden suojaaminen puolustaa demokratiaa ja yleistä etua pikemminkin kuin kauppasalaisuuksia. Kyse on rohkeista henkilöistä, joka, jotka ovat osoittaneet LuxLeaksin esimerkiksi eh, veropetosten eh, paljastamiseksi. Ja kyse on nimenomaan nyt siitä, että me olemme saavuttaneet erittäin hyvän lopputuloksen, sellaisen voiton, joka on minun sydäntäni lähellä. Kiitokset tästä, Carlos Coelho Polka. Presidente, senhora comissária, caras e caros colegas. Será que todos concordamos com o princípio que aqueles... Kiitos puhemies. Me kaikki haluamme suojata niitä, jotka toimivat yleisen edun hyväksi. Näin varmasti on Kyse on unionin yhteisistä eduista ja me kaikki olemme juuri sitä mieltä, että kaikkien muiden puolesta nämä rohkeat ilmoitusten tekijät toimivat ja heitä täytyy sitten suojata. Ja kyse on nimenomaan juuri siitä, että ilmoitetaan vaikkapa yrityksen verojen maksamatta jättämisestä. Tässä täytyy tosiaan nyt muistaa, ettei tässä ole sellaisia periaatteita käytössä, jotka olisivat ristiriidassa toistensa kanssa. Kyse on työntekijöistä, joihin me erityisesti kiinnitämme huomiota yrityksen ja valtion etuun myös kansalliseen turvallisuuteen. Ja myös totta kai täytyy muistaa ilmaisunvapaus, pk-yritysten oikeudet. Tämä teksti on tasapainoinen, se todellakin ansaitsee meidän tukemme äänestyksessä. Kiitokset Gomes, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä teksti on hyvin merkittävä, kun voidaan yritysten, hallitusten ja muiden vastaavien väärinkäytökset ja rikokset saa tuoda ilmi. Tässä on kyse suojamekanismien luomisesta ilmoitusten tekijöille, joilla on siis työn, työpaikka, työsuhde näihin tahoihin, joista he ilmoituksia tekevät komissio ja parlamentti ovat tehneet työstä yhdessä. Me olemme saaneet nähdä, miten LuxLeaks toimii. Ja minun maassani Portugalissa on tällaisia tapauksia myös ollut. Al- Alvaro Lubolix on ollut myös tapetilla miten ja milloin rui pintolta Portugalissa, ruipinton tapaus Portugalissa käsitellään. Hänen, eh, häntä täytyy myös suojata. Hän on myös tehnyt ilmoituksia ja häntä täytyy suorata kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet työtä asian eteen. Kiitokset tässä ja seuraavaksi Eli Schlein, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja kiitos myöskin esittelijälle Virginille. Mä myöskin hieman liikutun puhuin viimeistä kertaa täällä täysistunnossa, että tässä on saatu vihdoinkin kehä sulkeutumaan. Myöskin meidän omassa ryhmässä me aina työskennelleet tämän puolesta. Pitää löytää vähemmän suojan taso väärinkäytösten paljastajille kaikkialle Euroopassa. Eli se, joka kertoo näistä skandaaleista, kuten LuxLeaksista tai Panama Papersista. He tarvitsevat kaiken suojan eikä mitään syyllistämistä tai tuomioita, koska he toimivat yleisen edun puolesta. Toivottavasti huomenna me hyväksymme tämän näin. Olen ollut viisi vuotta täällä ja nyt poistun täältä. Uskon yhä enemmän, että unionin pitää antaa vastauksia oikealla tasolla näihin asioihin ja hyvä, että voin poistua täältä viiden vuoden jälkeen. Olen oppinut täällä tuntemaan monia kollegoita, jotka jakavat samat arvot ja taistelevat samoja taisteluja samoissa vaikeuksissa kuin minäkin olen ollut täällä. Ja pyrin, pyrin antamaan yhdessä konkreettisia ratkaisuja näihin. Hyvää työn jatkoa kaikille. Kiitokset. Seuraavaksi Kaasa, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Kalkkivivat hämöttävät. Nyt olemme suojelemassa sellaisia henkilöitä, jotka ilmoittavat väärinkäytöksistä. Näiden sääntöjen avulla ilmoittavat henkilöt voivat toimia helpommin. Tärkeintä on, että he voivat nauttia suojasta riippumatta siitä, ilmoitetaanko asiasta sisäisesti, ulkoisesti, kansallisella tasolla tai eurooppalaisella tasolla. Olen ollut tätä asiaa käsittelemässä vuosien ajan ja peräänkuuluttanut tällaisen sääntöjen käyttöön ottaa. Ja olen iloinen, että nyt tällaisista väärinkäytöksistä ilmoittajat voivat nauttia riittävästä suojasta. Olen itse voinut vierestä seurata, kuinka rohkeista henkilöistä voi olla kyse. Myöskin tutkivat toimittajat kuuluvat näiden rohkeiden ihmisten joukkoon. On tietenkin selvää, että Daphne Galassia on tässä mielessä, niin hänet murhattiin raasti ja on olemassa monia ilmoittajia, joita ei ole maltalla suojattu ja tu- suojeltu. Haluaisin kiittää komission jäsentä Jurovaa hänen työstään ja taistelustaan. Kiitos kuuluu myöskin Ana Gomezille, edustaja Makoveille ja muille, jotka omalta osaltaan ovat ymmärtäneet, mikä maassamme on tilanne ja miten tärkeää on suojella tutkivia toimittajia. Kiitokset ja seuraavaksi siirrymme menettelyyn ilman puhujaluettelua. Marias, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Kiitoksia, puhemies. Tämä on tärkeä aihe, nimittäin äh, väärinkäytösten paljastajan suojelu. He voivat antaa tietoja viranomaisille ja tällä tavoin voidaan selvittää tilanteita, joissa on petoksia tai veronkiertoa tai vaikka rahanpesuakin. Ja tämä keskustelu Tästä aiheesta on käyty useamman kerran täällä myöskin vetomusvaliokunnassa. Ja nyt tämä aloite on hyvin tärkeä, sillä jos ei näille henkilöillä ei ole suojaa, niin monia asioita ei koskaan tule päivänvaloon. Monet skandaalit jäävät ähm, löytymättä. Meillä oli LuxLeaks ja meillä oli veropetoksia. Sitten meillä oli laittomia kansainvälisiä yrityksiä. Ja kaikki nämä asiat ovat tulleet esille päivän valoon ja on pystytty vetämään vastuulliset henkilöt tästä vastuuseen. Joten hyvin tärkeää, mitä teemme tällä kentällä. Kiitokset tästä. Seuraavaksi Epitideios, minuutti, olkaa hyvä. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Ilmoittavien henkilöiden suojelu yleiseen matkailuun kohdistuvan haitan osalta on tärkeä asia. Tärkeää on ilmoittaa yleiseen etuun kohdistuvasta haitasta, veronkierto, veronpetos, ympäristörikokset ja muut vastaavat kuuluvat ilmoitettaviin asioihin. Nämä ovat tärkeitä viestejä näin saadaan kitkettyä tällainen toiminta ja varmistettua oikeusvaltion toimiva. Ja näistä ilmoituksista tekeviä henkilöitä on suojeltava. Jos heidän henkilöllisyys paljastuu, niin on selvää, että he voivat joutua kärsimään tilanteesta hyvinkin vakavin seurauksin. Ja tämä tarkoittaa sitä, ettei, että tästä syntyy ikään kuin pelote Tällaisia henkilöitä ei saa myöskään kiristää, heitä ei saada käyttää hyväksi erinäisissä kikkailuissa, joten meidän täytyy varmistaa, että teksti voidaan hyväksyä tällaisenaan sinne. Se menee oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitokset. Ja seuraavaksi Jurova, olkaa hyvä komission puolesta. Kolme minuuttia. Madam President, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää teitä puheenvuoroistanne ja haluaisin rohkaista tämän, tämän kompromissin puolesta, jonka olemme saaneet aikaiseksi ehdotuksesta. Ja kun kuuntelin teidän myönteisiä puheenvuorojanne, uskon, että tämä tulee tapahtumaan huomenna. Ja sitten, kuten monet teistä mainitsivatkin, meidän pitää tämän jälkeen taata se tämän jälkeen, että me transponoidaan oikein kaikki jäsenvaltioiden lainsäädäntöön mahdollisimman pian. Ja kiitoksia. Nagyon köszönjük, és Rozier asszony. Kiitokset ja seuraavaksi Rozier, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia päätöspuheenvuoro. Kiitokset puhemies. Kiitokset kaikille tuesta. Kiitokset Rokaisun sanoista. Eli voin tässä tietä kaikkia myös toki kiittää. Kiitokset myös komission jäsenelle. Tässä on yhteisymmärrystä toki ja tosiaankin, mutta ei kuitenkaan kannata ajatella, että neuvottelut olisivat olleet helpot, koska tässä oli varsin hankaluuksia paljonkin olemassa, kun neuvotteluja kävimme Tämä teksti on todellakin lopputuloksena oikein hyvä ja erinomaista, että olemme saaneet tänä, tällä vaalikaudella sen päätökseen hyvin usein tietysti me kaikki haluamme samaan tavoitteeseen päästä, kun haluamme tukea yleistä etua, mutta kuitenkin eroja on ollut erityisesti neuvoston, neuvostossa. Avoimuus on kansalaisille tärkeää. Äh, täytyy äh, olla kansalaisia aina mielessä, mutta jos ajattelemme jäsenvaltioita, niin meillä on ollut hankaluuksia. Itävalta esimerkiksi ja Ranska ovat halunneet vähentää tämän tekstin vaikutusta me olemme saaneet kansalaisjärjestöt liikkeelle. Kiitän kansalaisjärjestöjä todellakin, jotka ovat tehneet työtä jatkuvasti suojatakseen ja auttaakseen näitä ilmoitusten tekijöitä ja myös tämän tekstin läpiviemiseksi. Kiitokset tosiaan myös Vera Juoraavalle komission roolissa. Hän on saanut myös voimat, voimat liikkeelle, jotta hallituksia on saatu tämän taakse sitten neuvostossa. Tässä näkyy näkyy hienosti parlamentin rooli, kun parlamentti kansalaisten etuja haluaa puoltaa äh, lainsäädäntömenettelyssä. Kaikkien kansalaisten hyväksi me tässä teemme ja toivottavasti kansalaiset sitten tämän myös huomaavat tulevien kuukausien aikana. Kiitokset äh, tästä. Nyt keskustelu päättyy ja huomenna äänestämme tästä asiasta. Seuraava aihe esityslistallamme on komission julkilausuma oikeusvaltioperiaatteesta Romaniassa. Ensiksi Jurova, olkaa hyvä komission puolesta. Madam President, honourable members, the Commission puhemies, arvoisat edustajat. Komissio on selkeästi ottanut kantaa täällä ja muuallakin, että me tarkkaan seuraamme ja huolestuneena katsomme, miten oikeusvaltioperiaatteen laita on kehittynyt Romaniassa. Olemme aina toistaneet, että Romanian täytyy saada uudistuksiin vauhtia ja mitä miten. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on päästävä eteenpäin eikä otettava takapakkia ja on vältettävä kaikkia niitä toimia, joilla voitaisiin vesittää saavutetut tulokset. Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Franz Timmermans on ollut pääministeri Tanssilaan ja asiantuntija tasoisillakin on rakentavassa hengessä keskusteltu aiheista ja komissio on aina selkeästi sanonut, että keskustelut pelkästään eivät riitä, vaan Romanian on tartuttava toimiin pikimiten. Kollegiossa on keskusteltu asiasta kaksi viikkoa sitten. Valitettavasti emme ole vielä emme vielä voi sanoa, että Romania toimii vaatimusten mukaisesti. Miten eli tilanne jatkuu, niin komission on ryhdyttävä tarvittaviin vastatoimenpiteisiin. Nyt kyse ei ole enää teknisistä kysymyksistä, tai siitä, että tilanne olisi heikentynyt entisestään, CVM-mekanismi on pysäytetty tai että viimeisin lainsäädännöllinen hanke tiettyjen direktiivien täytäntöönpanon liittyvät ongelmat saattaisivat aiheuttaa ö, ristiriitaisuuksia tai jopa murentavan luottamuksen nimitysprosesseihin. Mitä tulee yleisen syyttäjäviraston nimettämistoimiin, niin siihenkin liittyen olemme olleet erittäin huolissamme. Me emme todellakaan halua, että Romania ottaa edelleen lisää askeleita väärään suuntaan oikeusvaltioperiaatteiden osalta, emmekä halua, että oikeuslaitoksen tilanne heikkenee ja että korruptiovastainen taistelu murenee. Mitä tulee rikoslainsäädännön ja oikeuden toimikaarin tämänhetkiseen tilanteeseen, niin valmistelutyön on oltava huolellista, kaikkia pitää kuunnella ja meidän täytyy aina muistaa, minkälaisia muutoksia tuloksia nämä muutokset tarkoittavat. Aina täytyy toimia unionin lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti ja otettava huomioon CVM, suositukset kuten korruptiovastainen taistelu. Romanian viranomaiset ottaisivat melkoisen riskin, jos tätä prosessia ei huomioitaisi. Tämä saattaisi johtaa rankaisemattomuuden periaatteen vallitsemiseen sellaisten korkearvoisten virkamiesten osalta, jotka, on, jotka ovat syyllistyneet korruption. Mitä tulee muutoksenhakutuomioistuimen tilanteeseen ja tuomareiden nimityskysymyksiin, niin nämä aiheuttavat melkoista päänvaivaa. Mitä on tehtävä, jotta tilanteen seuraaminen voi jatkua? Nämä toimet voivat tarkoittaa sitä, että oikeuslaitoksen riippumattomuus on vaakalaudalla. Ja tämä tarkoittaisi myöskin rikoslainsäädännön heikkenemistä, korruptiotapauksia ei voida jättää huomiota. Ja kolmanneksi, mitä tulee nimityksiin syyttäjävirastossa, varsinkin vakaan ja riippumattoman nimitysjärjestelmän käyttöönotto, se ei ole mikään pikku asia. Asioita on tarkasteltu ja vesitystoimet ovat olleet huomattavia. Nämä ovat huolestuttavia päätöksiä, kun yleinen syyttäjä, pääsyyttäjä ja valtion syyttäjä on nimitetty. On oltu myöskin aikaisemmassa vaiheessa tästä huolissamme myöskin Venetsian komitea ja Greco ovat esittäneet huolen aiheensa, mutta silti hallitus vain pitää kiinni tästä omasta rakenteestaan. Ja tämä, jos mikä, aiheuttaa todellakin suuria huolenaiheita. Näiden huolestuttavien toimien määrä kasvaa kasvamistaan ja me olemme havainneet, että Romaniassa vallitseva tilanne on hyvin hauras. Päätöksiä on tehty tärkeiden asioiden tiimoilta hyvin hölläkätisesti. Ja jos vaatimuksiin ei vastata, niin komission on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Ja tästäpä syystä vetoamme Romanian suuntaan, eli että mahdollisimman nopeasti yritetään löytää konsensus ja huomioidaan Venetsian komission, komission ja VCM-prosessin suositukset. Romanialla on vielä aikaa kääntää kelkansa tällä uudistuksen tiellä. Kiitoksia. Thank you very much. Nagyon köszönjük. Kiitokset. Ja seuraavaksi Ingeborg Gressle, kaksi minuuttia kansanpuolueen puolesta. Niin, Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ikävä Kyllä, en nyt voi nyt tässä toivottaa tuleeksi neuvoston puheenjohtajavaltiota, vaikka on no hyvä kuulla heidänkin ääntään kyllä täällä mutta komission jäsenen pitää todellakin katsoa tätä, että Romania tällä hetkellä johtaa Euroopan unionin. Ja olen kyllä erittäin huolestunut tästä, että miten näin nopeasti on menneet oikeusvaltioiden murtumisen siellä. se, mitä Romania tällä hetkellä on tehnyt, kukaan muu ei uskalla tällaista tehdä. Ja toivottavasti Romania nyt on ainutlaatuinen tarina täällä jos olisimme aikaisemmin ja katsoneet asiaa, niin olisimme pystyneet puuttua siihen voimakkaammin. Nyt voimaan pyydämme komissiota käyttämään artiklan 7 menettelyä ja voitte myöskin sitten käyttää maksut sinne, koska maksuja ei enää voida suojella, koska oikeusvaltio ei enää toimi. Kyllä hallitus on, on vastuussa myöskin siitä, että heillä on nyt vähän ylikuormittunut puheenjohtajakausi menossaan ja Romania puheenjohtajavaltioina on tekijä, mutta aiheuttaa myöskin uhreja. Ja tämä koko järjestelmä aiheuttaa nyt sitä, että se syntyy oikeudellista korruptiota ja myöskin jopa korkeita henkilöitä on petoksen takia siellä tuomittuja. Tämä asia pitää ottaa sd ryhmässä myöskin tärkeäseen, mutta ei mitään kaksinaista moraalia tässä. Me näemme että myöskin, että Perustuslakipuolella on huomattavaa painetta. Täällä on erilaisia vetomusmenettelyjä menossa tällä hetkellä. Ja näemme myöskin sitä, että aikaisempaa syyttäjäviranomainen Kövesi on otettu tuomioistuminen eteen kummallisin perustein. Ilmeisesti tässä on kyse kostosta. Hän, hän on molempien valiokuntien erokas uuden syyttäjäviranomaisen johtoon. Mutta ikävä kyllä neuvosto ei ole tehnyt mitään tämän asian eteen että voitaisiin puheenjohtajavaltioita jollain seuraamuksilla tässä asiassa ää, muuttaa heidän kantansa tässä asiassa. Eli tämä tilanne on sellainen, että emme voi hyväksyä sitä, ja Af- ranskalainen kandidaatti ei saa olla ensimmäinen syyttäjäviranomainen Euroopassa, koska tämä loukkaisi parlamentin oikeuksia ja oikeutta ja tässä on enemmänkin kyseessä kuin syyttäjäviranomaisen johto. Tässä on enemmänkin myöskin komission uskottavuus ja myöskin komission varapuheenjohtajan uskottavuus. Kiitoksia. Kiitokset tästä, Gressle. Tähän on sininen kortti. Sopiiko se teille? Thank you for accepting this uh, intervention. Kiitokset, että hyväksytte kysymykseni. Kysymykseni kuuluu. Hyvä Kresle, te puhuitte äsken Romanian perustuslaillisesta tuomioistuimesta. Tahtoisin esittää teille seuraavan kysymyksen. Miten te voitte romanialaisille selittää, että teidän valtiossanne perustuslaillisen tuomioistuimen jäsenet voivat olla myös puolueen jäseniä samanaikaisesti? Hyvä kollega, kiitos tästä kysymyksestä, mutta eihän tässä mitenkään, mitenkään ole sitä tässä kritisoitu, että ovat politiikkoja myöskin, vaan se, että pidetäänkö kiinni oikeudesta ja ovat huomattavan painin alla oikeastaan. Minä puolustan niitä perustuslakituomioista, he ovat poliittisen paineen alla. Ja on nyt korkea aika, että SNT-ryhmä kommentoi asiaa. Miksi romanilaiset äistävät näin, kun on kyse Romaniasta? Meidän tämä kokonais-Euroopan asia, koko Eurooppaa koskeva asia. Meillä on ehdokkaita täällä, jotka eivät ole kertoneet totuutta heidän, heidän tilanteestaan. Milloin SNT-ryhmä vihdoinkin ei hyväksy sitä, miksi he hyväksy sitä, että tämä on myöskin Euroopan kysymys, eikä päästään Romanian kysymys. Kiitoksia. Kiitokset. Hajladunk tovább a vitával, Jatkamme keskustelua. Puolitoista minuuttia. Josef Weidenholzer, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Saanen todeta, että puhemies johtaa puhetta täällä eikä kollega Breda. Toisin kuin kollegani, niin olen sitä mieltä, että puheenjohtaja valtio on saanut tässä ajassa aika lailla paljon aikaiseksi, vaikka odotukset olisivat olleet mitättömät. No kollega Breda, voisitte sitten kuunnella minua jonkinlaista rotia touhun. Tämä on aika lailla yllättävää, että käymme, joudumme käymään tätä kiireellistä keskustelua täällä nyt. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta. Marraskuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselmassaan, että oikeusjärjestelmän ja rikosoikeuden uudistuksen myötä ei saada puuttua järjestelmään, koska vain sitä kautta voidaan korruptiota vastaan taistella. Valvonta ja vastavalvontaa tarvitaan ja parlamentaarinen valvonta pitää taata tiedustelupalveluiden osalta, mutta valitettavasti meitä ei kuultu. Se on valitettavaa. Kyse ei ole hyökkäyksestä Romaniaa vastaan, vaan kyse on siitä, miten me tulkitsemme oikeusjärjestelmän. Toimiva oikeusvaltio on kaiken perustana oleva pilari, niin kuin Kööpenhaminan kriteereissä sanoitaan. Meidän on perään kuulutettava että näitä kriteereitä on noudatettava ja näin ei puututa valtion sisäisiin toimiin, vaan kyse on meidän kaikkien intressien mukaista toimintaa. Tietenkin meidän täytyy toimia johdonmukaisesti, mutta mitä tulee oikeusvaltion periaatteisiin, niin niistä on keskusteltava ja ne on vahvistettava yhdessä. Tämä viesti välitettäköön Bukarestin suuntaan. Vain ainoastaan näin Itä ja Länsi voivat yhdistyä. Kiitoksia. Kiitokset ja seuraavaksi Monika Makovi, olkaa olkaa hyvä EKR. Kiitokset. Romaniassa korruptoituneet poliitikot johtavat valtiota. Dragnea on siellä taustalla. Hänet on taas tuomittu ja hän on monessa tuomioistuinkäsittelyssä mukana Minkälaisia sääntöjä ei noudateta, muutetaan lakeja, äänestetään miten sattuu, syyttäjät ja tuomarit vaihtuvat, investointirahat käytetään vaalituloksia muuttamaan korruptioon suoraan ja sitten oikeusjärjestelmää muutetaan niin, että syylliset pääsevät vapaaksi. Kyse on miljoonista kansalaisista, jotka joutuvat kärsimään siitä, että yksittäinen ihminen järjestää itselleen pakotien. Kansalaiset eivät kestä tätä. Me olemme käyneet kaksi vuotta jo mielenosoituksissa pitkin kautia, meitä, katuja. Meitä on hakattu, meitä on loukattu tuolla noilla kaduilla, mutta kansalaiset eivät enää jaksa. Meidän matkamme kulkee kohti Eurooppaa. Maamme Dragnean, Tarijanun ja heidän joukkueensa johdolla joudumme näkemään, kuinka valtio vajoaa, vaikka olisi muitakin, jotka voisivat tehdä tätä työtä Romaniassa. Ette voi katsoa tässä sivusta sitä, että meillä on kehiteillä rikollinen diktatuuri, joka joutuu kärsimään tästä hallituksesta. Neljä miljoonaa romanialaista on ihan viimeisten vuosien aikana lähtenyt Euroopasta. Tämä on valtava painajainen. Me olemme joutuneet kymmeniä vuosia elämään painajaismaisessa tilanteessa Romaniassa ja me haluamme pysyä Euroopassa ei halua meitä, Euroopan auttaa meitä. Kiitokset tästä. Hyvä. Makovei, seuraavaksi Sofia Intveld, kolme minuuttia. Yes, thank you, madam. Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin komission jäsenelle. Alkuun on todettava, että olen yhtä lailla ymmälläni kuin kollega Gressle sen suhteen, että neuvosto ei ole täällä edustettuna, varsinkin kun puhumme Romanian tilanteesta. Mm-hmm. Älkää taputtako ennen kuin olen saanut sanottavani sanottua, sillä ette välttämättä ole tyytyväinen kuulemaanne. Ja komission ensimmäinen varaan puheenjohtaja Timmermanskaan ei ole paikalla. Hän on asiasta vastaava komission jäsen. No mitä hän on kuluneen viiden vuoden aikana saanut aikaiseksi? Viime viikolla komissio esitti jonkinlaisen tiedonannon oikeusvaltioperiaatteeseen liittyen. Ja se oli yhtä tyhjän kanssa, ja Timmermans ei tullut edes libevaliokuntaan tekstiä esittelemään, vaan virkamiehet tulivat tekemään työn. Missä hän on? Mitä hän on viiden vuoden aikana saanut aikaiseksi? Nyt tulen tähän toiseen asiaan. Minua kyllä kyllästyttää se, että keskustelemme Romaaniasta, ja EPP kritisoi sitä huomenna, sitten Unkari ja sitten sosialistit kritisoivat – Tiedän, että jotkut EPP-väestä ovat kriittisiä, kollega Gressle varsinkin, suoraselkäinen, kuten monet muutkin EPP-läiset, mutta tästä on syyttynyt aina puoluepoliittinen asia, mutta sitähän se ei ole. Kyse on kaksi artiklan mukaisesta periaatteesta. Tämä pätee kaikkiin puolueväristä riippumatta. En voi tätä vain käsittää. Puoli to, kaksi ja puoli vuotta sitten hyväksyimme täällä kannanoton ehdotuksen sopimuksesta, mekanismista, joka kattaisi kaikki jäsenvaltiot, kaikki hallitukset. Komissio, en nyt osoita sormella teidän suuntanne, mutta vastuuhenkilö on Timmermans. Hän sanoi, että ei tätä tarvita, koska työkalupakista löytyy kaikki mahdolliset välineet. No eipä löydy. Kärkiehdokas Timmermans ja Weber on kärkiehdokas, joten kysyisinkin molemmilta kärkiehdokkailta, jotka eivät ole täällä paikalla, ryhmänjohtaja ja komission ensimmäinen varapuheenjohtaja, mitä aiotte tehdä, kun olette komission puheenjohtajana? Aikooko komission puheenjohtaja Weber tehdä niin kuin hän parlamentaarikkona sanoi, eli että ehdottaa kattavan DRF-mekanismin, jota sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin samalla tavalla. Ja sanottakoon vielä suoraan sekin, ihan näin lopuksi, ALDE-liberaaliryhmä on selkeästi otta, tehnyt eroa tähän romanilaiseen sisarpuolueeseen emme ainoastaan tähän rikoslakiin muutokseen liittyen tai homoavioliittoihin liittyvän päätöksen osalta. Me emme ole tyytyväisiä hallituksen toimiin, kövisin toimiin, emmekä hyväksy sitä, että uusia puolueita ei voida hyväksyä näin Euroopan vaalien kynnykselläkään, joten rouva puhemies, meidän pitäisi seuraavalla lainsäädäntökäydellä hyväksyä tämä mainittu DRF-paketti. Kiitoksia are you expecting, expect, accepting it? Teille olisi sininen kortti, hyväksyttekö sen? Preda, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen kyllä arvostelustanne samaa mieltä komission toimiin nähden, mutta kuitenkin eh, teidän eh, ehdot, teidän johtajanne Verhofstadt ei myöskään ole sanonut juuri mitään. Hän on pitänyt suunsa kiinni ja tämä on alkanut kolme kuukautta sitten ja kun kysyttiin, mitä te teette, niin tekin pidättäydyitte sitten syrjässä. Eli te itse asiassa tässä nyt käytte vaalikampanjaa, hyvä rouva. Miksi toimitte näin? Minkä takia Verhofstadt on vaiennut? Onko hän lempi ystävä? Mistä tässä on kyse? Koettakaa tekin selvittää tätä asiaa. You've got it completely wrong. Just read the minutes of this. Käsititte tämän kyllä täysin väärin. Lukekaa pöytäkirjaa. Jos kansanpuolue olisi Orbanin kanssa toiminut näin tiukasti, niin emme olisi ajatuneet Unkarin kanssa nyt tällaiseen tilanteeseen. Me olemme tiukasti esittäneet kysymyksen siitä, mitä Romaniassa oikeastaan tapahtuu. Me olemme myös ALDE-puolueeseen pitäneet etäisyyttä tuon Romanian ALDEn nähden, joka on hallituksessa, ja olemme halunneet heittää heidät puolueestamme itsemme ulkopuolelle. Kyllä me näin toimimme. Tässä on ollut pitkä poliittinen ystävyys, mutta me pysymme periaatteissamme kiinni kansanpuolue tosin näin ei ole toiminut, joka ei edelleenkään ole ottanut selkeää kantaa Orbaniin. Minä äh, muistuttaisin, hyvä Preda, eh, siitä, että minä osallistuin Romania-keskusteluun ja silloin erittäin tiukasti arvostelin tätä, hyvä Preda. Minä toivon, että teidänkin puolueenne toimisi yhtä kriittisesti Orbaniin nähden. Kiitoksia. Ensin nyt saa edustaja Sargentin puheenvuoron sitä ennen edustaja Postinaaru Rova Inetfeldille. Hyväksyttekö tämän sinisen kortin kysymyksen? <laughs> Mulțumesc. Kiitoksia. Hyvä kollega, minulla on kaksi lyhyttä kysymystä teille. Tiedättekö, kuinka usein Romanian perustuslaki tuomioistuin on sanonut, että Rova Komeshin toimet ovat olleet perustusluin vastaisia. Ja toiseksi, tiedättekö, että tässä tapauksessa, josta tekin tiedätte, tämä tämä juttu, joka on auki äh, Rova suhteen väärinkäytöksistä nämä todistajat ovat kaksi syyttäjää, Rova Kövesin alaista syyttäjää, jotka ovat puhuneet Rova Kövesiä vastaan. Miten voitte sanoa, että tämä on poliittinen tapaus? Minä en rupea menemään yksityiskohtiin tuomioistuustapauksesta. Tietääkseni hiljattain tuomioistuin on todennut, että, että rouva Kövesi, saako lopettaa? Haluatteko kuunnella ylipäätään? Haluatteko kuunnella vastaustani? 30 sekuntia oli minulla ja puolet meni jo, mutta tiedän, että tuomioistuin on jo antanut Rova Köveshin matkustaa ja puhua. Nyt on kyse siitä, että aina kuulen nämä perustelut, eivät kenet paranna tätä asiaa millään muotoa, koska ajatellaan tätä vaikutelmaa, että se on täysin sotku ja tarvitaan nyt todellakin oikeusvaltiota ei pelkästään Euroopan unionia varten, vaan myös suomalainen ihmisille, koska nuoret ihmiset halajavat tätä maa olisi vakaa, jossa hallitus olisi luotettava, puhdas, että kaikki nämä jutut siitä, joku on tuomioistuimessa, on salainen palvelukin sekaantunut, ties mitä. Parantako se tilannetta? No, enpä usko. Köszönjük szépen, képviselő asszony. Haladunk tovább a vitába, képviselő. Kiitos. Sitten jatkamme keskustelua. Edustaja Sargentini vihreistä, olkaa hyvä. Thank you, chair. Chair, rule of... Kiitos puhemies. Oikeusvaltioperiaate ei ole oikeisto tai vasemmiston kysymys. Ja on aika vaikea kuunnella, että tässä Romanian hallitus tukee Unkarin hallitusta, kun ei oteta tätä Unkarin kysymystä esityslistalle. Kaikki ovat puhuneet siitä, mutta tämä on pettymys. Romania puheenjohtajan valtiona ei ole paikalla. Tämä on aivan uskomatonta. Ja puheenjohtajan valtion ei myöskään ole, ole ottanut huomioon parlamentin ehdokasta yleiseksi syyttäjäksi ja kyseenalaistaa koko järjestelmän. Korruption vastainen taistelu on tärkeä oikeusvaltioperiaatteessa ja tässä on maa, joka väistelee sitä ja se johtaa puhetta neuvostossa tällä hetkellä. Minä tiedän, että tammikuussa 2011, kun Unkari oli neuvoston puheenjohtaja, silloin kuuden kuukauden aikana ei tapahtunut mitään ja ihmisten pitäisi hävetä kuusi viikkoa ennen Eurooppa-vaaleja. Tällainen esimerkki. Merci. Bonsoir. Kiitos, hyvät kollegat. Herra Batten, kaksi minuuttia. ENF-ryhmän puolesta. Herra Batten ei ole paikalla, eli herra Lenars, ja 30 sekuntia. Kiitos puhemies. Me olemme enemmän kuin sisämarkkinat, me olemme valtioiden liittymä ja me olemme päättäneet, että me olemme yhdessä vahvempia kuin yksin mutta tämä pitää paikkaansa vain, kun me olemme yhtenäisiä ja tämän yhtenäisyyden pitäisi perustua vahvaan kivijalkaan. Tämä on suuri haaste. Jos jotkut loittenevat eurooppalaisista arvoista, niin tämä on ongelma. Ja meidän täytyy nyt reagoida. Äh, herra Timmermans mm, ei Puolan kohdalla tarvinnut mitään kannustimia ja tässä aloitettiin Afrikka 7 menettely. Ja mitä Romaniaan ja Maltaan tulee, niin ei ole tehtykään kovinkaan paljon. Tässä täytyisi kuitenkin Bukarestia valettaa kohtaankin ryhtyä toimiin. Tässä nyt eri, kaksi eri mittatikkua. Ja tässä todellakin täytyisi nyt katsoa peiliin. Ja ennen kaikkea Romanian ja Maltan tapauksessa komission täytyisi kyllä nyt ryhtyä toimiin. Sitten herra Nitsa, 2.30. Kiitoksia puhemies. Valitettavasti tänään keskustelemme jälleen tämmöinen vaalikeskustelu ilman, että mitenkään tarkennetaan, ei sanota mitään konkreettista Romaniasta meidän on sanottava, että tämä ei ole totta ja meidän on torjuttava monia niitä asioita, täällä on sanottu. Ne ovat valheellisia. Mikä on oikeusvaltion tilanne? Oikeusvaltio ilman, että on oikeutta kansalaista ei ole olemassa. 2009 yleinen syyttäjä allekirjoitti salaisen pöytäkirjan salaisten palvelujen kanssa. Hän oli Rova Köveshi. Hän ja romanialaiset saivat kauhulla ja pelolla kuulla, että tällaisia salaisia pöytäkirjoja oli ja että tällaiset salaiset pöytäkirjat johtivat väärinkäytöksiin e, ja hirveisiin vääryyksiin. On oikein sanoa, että Romania vihaa kaksinkertaisia standardeja oikeudessa ja kaikessa sellaisessa, joka liittyy päivittäiseen elämäiseen laatueroja elintarvikkeissa, joka aiheuttaa terveysvaaran ja myöskin lääkkeet. Romania ei myöskään ole Schengenin alueella, kaikilla lentokentillä. Äh, Eurooppalaiset kansalaiset menivät yhteen jonoon, romanialaiset toiseen junaan. 80 prosenttia mielipidemittauksista osoittavat, että tämä ei ole hyväksyttävää. Ei pidetä ähm, tätä hyväksyttävänä äh, tällaiset väärinkäytökset on lopetettava. Minä haluan sanoa tämä koska tämän on voinut nähdä joka päivä televisiossa erilaisia todistajia, jotka kertovat, että romanialaiset tietävät, millaista olivat väärinkäytökset kommunismin aikana. He eivät voi hyväksyä sitä, että on tuomareita ja syyttäjiä, äh, jotka äh, ovat äh, tekevät väärän käytöksiä. Romanialaiset haluavat, että heitä kohdellaan samanarvoisina Euroopan kansalaisina. He eivät hyväksy tällaista syrjintää, joka ei perusta minkälaiseen konkreettiseen asiaan, joka ei ole perusteltua. Romania ansaitsee enemmän ja romanialaiset ansaitsevat enemmän. Ruan Weber, minuutti. Romania... Kiitoksia. Romania on komission yhteistyö- ja valvontamenettelyssä ja romanialaisia poliitikkoja on usein näissä raporteissa kritisoitu, kun niillä on suhteita tuomioistuimen tällaiset käytännöt ovat puuttumista oikeusjärjestelmään. Kuitenkin muutama viikko sitten tämän parlamentin johtajat vaativat, että Romanian viranomaiset tuomioistuimet ja syyttäjän laitos kestäyttävät käyttäisivät tutkimukset eh, romanialaista henkilöä vastaan, jonka kohdalla kaikkia eh, menettelyoikeudellisia määräyksiä oli noudatettu. Eh, Romanian perustuslakituomioistuin sanoi, että tämä nämä johtajat Antonia Tajani, Guy Verhofstadt ja muut tällä tavoin painostivat yleistä syyttäjää joka, ja tällä tavoin veivät pohjaa pois oikeuslaitoksen riippumattomuudelta. Nyt teidän täytyy Euroopassa luopua näistä kaksinkertaista standardeista ja toimia samalla tavoin kuin mitä odotatte muiden maiden poliitikoilta myös vaalikampanjassa. Herra Preera, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä Uskon, että mm, Romanian hallitus ei ole täällä edustettuna kenenkään hän ei ole tällä edustettuna, ei vaikka keskustellaan Romaniasta, eikä myöskään äh, äh, ollakseen täällä Euroopan ähm, EUn kiertävänä puheenjohtajavaltiona. Tämä on äh, häpeällistä Toisaalta haluaisin sanoa, että jonkun täytyisi olla täällä, koska valitettavasti Bukarestin hallitus ei enää ole sellainen, että se kunnioittaa oikeusvaltiota. Siellä ei enää ole oikeusvaltiot, koska ne, jotka siellä ovat nyt voimassa, vallassa tekevät juuri niin kuin Nika sanoi. He painostavat tuomareita, syyttäjiä, koko oikeuslaitosta jotta he purkaisivat ja avaisivat jo tehtyjä tuomioita, jotta he eivät tutkisi korruptiotapauksia ja e, jotta pelastettaisiin henkilö, joka on tuomittu jo kaksi kertaa korruptiosta, joka johtaa puoluetta, joka on parlamentissa. Sanokaa minulle, onko toista maata toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa, jossa on puoluejohtaja, joka pysyy puoluejohtajana, vaikka hänet on kahdesti tuomittu. Kuinka voimme hyväksyä tällaista koalitiota, joka haluaa tuhata maan? Tämä on kysymykseni. Rova Grappini, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä haluaisin tehdä kommentin. Tämä äh, keskustelu on epäonnistuminen. Sen näkee äh, osallistumista. Täällä on 20 ihmistä. Äh, ryhmän johtajat, jotka ovat kriittisiä Romania kohtaan, ne eivät ole täällä. Weber ei uskalla tulla minun maahani Romaniaan ja sanoa hallitukselle, Äh, että äh, pysäyttää käynnissä olevan tutkimuksen. Äh, hyvä komission jäsen, te tiedätte, että oikeus toimissa ei voi sekaantua maan sisäisiin asioihin, myöskään Euroopan virkamiehet. Te olette nyt puuttuneet Romanian oikeusjärjestelmään. Romanialaiset eivät ymmärry, miksi jotkut virkamiehet, jotkut parlamentin jäsenet voivat puuttua käynnissä olevan oikeusprosessiin. Kyllä, olemme vaalikampanjassa Era Preda sanoi, että myös te käytte vaalikampanjaa. Tämä tarkoittaa sitä, että EPPkin käy vaalikampanjaa. Hyvä komissaari, teidän ei pidä vastata minulle, vaan romanialaisille. Miksi ette antaneet edes yhtä e, esimerkkiä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta, ette edes yhtä? Romanian puheenjohtajakaus on menestyksekäs. Miksi te teette tätä? Me olemme kerran jo käynyt keskustelua, joka päättyi päätöslauselma, joka ei ollut hyväksyttävä. Tällaista kysymystä ei ole esitetty millekään muulle valtiolle. Romania syytetään en puhu nyt näistä pöytäkirjoista, vaan puhun ihmisten elämistä, menettelyjä, jotka ovat hävitty, tuhansia menettelyjä. Saavatko Joutuvatko ihmiset elämään epäoikeudenmukaisuudessa vai käynnistetäänkö nämä menettelyt uudelleen? Romania ei ole Rova Kövesi. Romaniassa on 200 on miljoonia asukkaita ja toivon, että kohtelette heitä oikein. Herra Hökmark, minut. Rouva puhemies. Se, että viedään pohjaa oikeuslaitoksen riippumattomuudelta, syyttäjäviraston riippumattomuudelta, estetään uusien puolueiden perustamista, ylittää korruptiota laillistaa, torjuu ei korruptiota, vaan niitä, jotka torjuvat korruptiota. Hakeutuu irti epämukavista, riippumattomista viranomaisista ja johtajista, estää heitä lähtemästä maasta. No totta kai tämä on oikeusvaltioperiaatteen romahdusta. Ja se, mikä minua huolestuttaa tässä, ehkä eniten, että tätä kielletään täällä. Kyllä täytyy sanoa herra Widelhortzerille, että SD-ryhmän vaikeneminen on todella äänekästä. Teidän panoksenne tänään, tänä iltana ei ollut kovin vaikuttava. Ja sanopa miksi. Oikeusvaltioperiaatteena demokratian puolustaminen ei noudata puoluerajoja. Vallan väärinkäyttö Unkarissa tai Puolassa ei ole veruke Romanialle. Minä olen kuullut teitä kaikkia hyvin äänekkäinä, kuten minäkin Unkarista puhessani tai Puolasta puhessani mutta teillä vaikenemisenne on äänekästä. Te ette puolusta demokratiaa, te johtajana, sd ryhmän johtajana, se on väärin. Nyt herra, herra Sarvamaa, 13, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Ouais, ouais. Kiitos, puhemies. Missä varapuheenjohtaja Timmermans on? missä on puheenjohtajavaltio Romania. Euroopan unioni perustettiin, jotta voitaisiin edistää rauhaa, demokraattisia periaatteita ja oikeusvaltioperiaatteita. Kuten muutkin EPP-kollegat, olen erittäin huolissani oikeusvaltioperiaatteesta ja Romanian kehityksestä. Me emme voi hyväksyä sitä, että Romanian hallitus yrittää muuttaa ähm, Romanian rikosoikeutta. Ja me emme voi hyväksyä sitä, että puututaan jatkuvasti oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Tässä painostetaan tuomareita ja syyttäjiä. Tämän täytyy päättyä. Oikeusvaltioperiaatetta pitäisi puolustaa ja Romanian pitäisi suojella Euroopan unionin arvoja ja nämä pitäisi olla prioriteetteja meille kaikille. Ja Rouva Intfeld, teidän pitäisi katsoa päätöstä, jonka EPP teki Brysselissä maaliskuussa. En usko, että teidän kommenttinne on oikeutettu tämä päätös huomioon ottaen. Postinaru, hetkinen, hetki, oh, hetkinen. Pyysitte työjärjestyspuheenvuoroa, mutta vain työjärjestyspuheenvuoro, eikä mitään muita kommentteja. Sopiko näin? työjärjestys, mikä kohta? Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa EPPn kollegoita. Ehkäpä ette tienneet, ehkä ette ole paikalla. Päätös siitä, että neuvosto ei edustettuna tässä keskustelulla on puheenjohtajakokouksen. Hyvät kollegat, kysykääpä puoluejohtajiltamme, kysypä miksi tämä teidän ehdotuksenne on kadonnut ilman, että teette naurunalaiseksi? Mikä artikla oli, ette maininneet työjärjestyksestä mitään? Herra Moretsan, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Arvoisat kollegat, Romania on Euroopan myönteinen maa. Romanian kansa haluaa eurooppalaisia arvoja, oikeutta, oikeudenmukaisuutta, oikeusvaltioperiaatetta. Kahden vuoden ajan sadat ihmiset, tuhannet ihmiset menevät kadulle puolustamaan eurooppalaisia arvoja. Euro- Euroopan poliitikkojen täytyy kuunnella kansan ääntä, eikä lakia saa koskaan oman edun takia muuttaa. Miljoonat ihmiset Romaniassa eivät halua mitään armahdusta. Romanian hallituksen täytyy toteuttaa kaikki riippumattomien asiantuntijoiden suositukset Venetsian komissiosta, myöskin komission suositukset. Romanian hallituksen velvollisuus on kuulla kansaa ja juuri tämän takia Romanian presidentti Klaus Johannis on 26. toukokuuta kutsunut kokoon kansanäänestyksen, jossa kansa voi ilmaista, minkälaista oikeutta he haluavat. Ihmisten täytyy selvästi sanoa, että he eivät halua mitään armahduksia, vaan he, he eivät halua, että rikoslakia muutetaan yhdessä yössä Äh, äh, lakia on muutettava niin, että kuullaan kansalaisjärjestöjä, tuomareita ja tietenkin myös kansainvälisten kumppaniemme suosituksia. Pyytäisin äh, komissaaria komissiota olemaan kansan rinnalla, kun puolustamme eurooppalaisia arvoja ja oikeutta. Kiitoksia. Helmut Reisson, Karapinilta sininen kortti. Hyväksyttekö? Da, da, da. Vă mulțumesc. Kiitoksia. Arvoisa kollega, te sanoitte, että lakia on muutettu. Sanoitte, että lakia on muutettu yhdessä yössä. Voisitteko kertoa esimerkin yhdestäkään laista, paitsi tämä herra Cholosin muuttama laki, ja tiedän ehkä erään toisen. Tiedättekö toisen lain, joka on muutettu yhdessä yössä? Kiitoksia Rova Rapini tästä kysymyksessä. Kyse on äh, hätäasetuksista, joita viimeiset kolme hallitusta ovat tehneet. Ensimmäinen äh, oli tammikuussa 2017 tämä asetus 13, miksi 100 000 ihmiset menivät äh, kadulle, jolla heikennetään korruption torjuntaa ja oikeusvaltiota Romaniassa. Kiitoksia. Vous avez terminé? Hyvä. Sitten seuraavaksi keskustelua puheenluettelo, Rouva Jaroka, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitos, puhemies. Haluaisin onnitella Romania ja minä tiedän, mitä on olla teidän saappaissanne olen unkarilainen, mutta puhun tästä kaksinaisstandardeista. Ja herra Gressle hän on myös pohtinut näitä Romania on päässyt pitkälle, mitä köyhimpien integraatioon tulee. Tänään on kriisitilanne. Ihmisiä karkoitetaan, koska EUn määrärahat saavuttavat nämä EUn alueet hyvin hitaasti ja pyytäisin, että Romania yhdessä eh, komission kanssa, muun muassa Rova Kretsun kanssa, että rakennerahastomäärärahat käytettäisiin ja autettaisiin niitä Euroopan kansalaisia, jotka eivät ole saaneet näitä rahoja, koska byrokratian kanssa on ongelmia. Joten meidän täytyisi myös päättää tämä romaniongelma. Herra Kristea arvoisa Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, eh, kun eh, nämä syytökset romanian väärinkäytöksistä ovat eh, uskomattomia. Meidän puolueeni tarkoitus on vahvistaa Eurooppa-hanketta ja poistaa nämä kaksinkertaistandardit, joita te hyväksytte. Populismi, joka uhkaa Eurooppa-hanketta, johtuu siitä, että eurooppalaiset virkamiehet ovat erillään todellisuudesta ja siitä, mitä tapahtuu Euroopan pääkaupungeista, koska komissiolla ei ole hyvää ymmärrystä liittyen valvontamekanismiin, niin siksi unionin maine kärsii. Brysselin puutteminen Romanian oikeusprosesseihin on asia, jota emme voi hyväksyä. Pyytäisin, että lopettaisitte sekaantumisten äh, jäsenvaltioiden oikeusprosesseihin ja perustuslaillisiin prosesseihin äh, teidän ei pidä käyttää meitä minä esimerkkinä vain, jotta voittaisitte muutaman pisteen vaalikampanjoissa. Paulani, Keskustelun puheenluettelo on yksi minuutti. Pitäkää ajastanne kiinni. Herra Jurek seuraavaksi. Panie panowie posłowie, pani komisarz Jourowa. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. Jos tilanne Romaniassa ei muutu, komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin, on sanottu. Onneksi tämä komissio ei ryhdy mihinkään toimiin enää. Nyt on haitallisia toimia jo hyväksytty tässä komissiossa riittävästi nyt ainoastaan pelkkä vaaliele on mahdollinen. Me ymmärrämme nyt hyvin, miksi herra Timmermans ei ole paikalla. Hän on tottunut tämän tyyppiseen vaalitaktikointiin. Romanian kysymys on vaikea, hyvin monimutkainen. En tietenkään pidä siitä, että olen niin suvaitsevaisia, kun siellä hallinnossa hyväksytään pikku korruptio, koska kaikki korruptio on pahasta ja se on siellä erittäin levinnyt laajalle. Ei minua miellytä myöskään se valvontamentaliteetti, jota poliitikot harjoittavat kansalaisia kohtaan, ei sekä ole hyväksyttävää. Se on merkittävä ongelma, mutta Romanessa täytyy tästä päättää. Mm, Roman Nikolai, nyt on teidän vuoronne. Hyvä eh, puhemies. Nyt on käynnistetty eh, keskustelu oikeusvaltioperiaatteista ja perusinstituutioista Euroopan unionissa. Ja joko tätä käytetään poliittiseen äh, keskusteluun tai sitten tämä on keskustelu, joka vie äh, meiltä kunnian. Tällä keskustelulla ei ole minkäänlaista substanssia kun joku ö, äh, ennen jos, joskus ihmisiä tuomittiin siitä, miksi he, mitä he ajattelivat. Näin teitte tänään, äh, hyvä komissaari. Jos olisitte yhtään tutkinut, äh, mitä Romanissa on tapahtunut, niin emme me ole mitään lakia hyväksyneet, vaikka meitä siitä nyt kritisoidaan. Ähm, teidän on ymmärrettävä, että äh, tämän tyyppinen käyttäytyminen etäännyttää kansalaisia Euroopasta ja teidän pitää nyt luopua tästä vaalikampanjonista ja populismista, jota osoititte tänään. Älkää nyt hermostuko. Kaikki on hyväksytty. Kaikki saavat puhua. Nyt Rova Morvai. Köszönöm szépen. Jurova biztos asszony. Kiitos kovasti, puhemies. Liittyen Rova Jurovan puheenvuoroon, esitäisin teille kysymyksen suoraan teille. Tiedättekö te Istvan Pekken tapauksen Romaniasta? Hän on nyt rikosoikeudenkäynnin kohteena Romaniassa. Se on yksi hyvä esimerkki myös politiikasta, jolla pyritään painostamaan rikostuomioistuimia. Ja mä olen nyt elämässä ikään kuin polsevikki ajat uudelleen silloin, kun salainen palvelu yhdisti voimansa poliitikkoihin, käyttävät vangitsemista välineenä – ja muilta rikollisia keinoja päästäkseen omiin poliittisiin tavoitteisiinsa. Nyt on kyse kahdesta kansalaisesta ja meillä olisi nyt mahdollisuus korjata tilanne. Nyt heitä ollaan kriminalisoimassa, vaikka ei ole mitään muuta kuin pyrkineet vain torjumaan. Kiitos rouva Morvai. Kiitos rouva Morvai. Loppu. Herra Poppa. arvoisa președintă kiitoksia eh, puhemies hyvä komission jäsen valitettavasti näin että jälleen kerran tämä ei ole keskustelu vaan tämä on, tällainen eh, vaalipuheiden eh, äh, tapahtuma, koska mitään konkreettista ei ole esitetty. Ja keskustelun aluksi sanoitte, että ette halua puhua mistään konkreettista. Kukaan ei itse asiassa halua puhua mistään konkreettisesta, vaan ainoastaan huolista ja riskeistä. Mutta hyvä komissaari, eh, meidän täytyy olla huolissamme eh, siitä, että puhumme riskeistä, kun samalla eh, korkeat eh, eurooppalaiset virkamiehet eh, sanoivat Romanian tuomareille, mitä heidän pitää tehdä. Tätä ei mitenkään voida hyväksyä. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa sitä, että annetaan oikeuslaitoksen tehdä työnsä emmekä määräile ihan riippumatta siitä, millaisessa asemassa olemme sitä, mitä oikeuslaitoksen pitää tehdä. Luotta Parcell doamnă președintă doamnă comisar hyvä komission jäsen aluksi esitän kysymyksen kun puhumme oikeusvaltiossa puhummeko tai emme siitä että kunnioitetaan kansalaisten oikeuksia ja vapauksia koska tästä on kyse. Tämä tämä Romanian hallitus yrittää saada aikaan, varmistaa korrektin oikeuslaitoksen, jossa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia kunnioitetaan. Toimimme tällaisia salaisia pöytäkirjoja vastaan ja syyttäjien väärinkäytöksiä vastaan, että meillä ei enää olisi tuhottuja elämiä ja uria kaikki eh, poliitikot, jotka käyttävät täällä Euroopan parlamentissa Romania eh, vaalikampanjansa eh, aiheena, ääniä saadaan uskottavuuden kautta. Minun mielestäni ei ole hyväksyttävää, että juuri ennen vaalikampanjaa käydään jälleen keskustelua, jonka hyökätään jäsenvaltion sisäistä politiikkaa vastaan. Tässä käytetään kaksenlaista mittatikkua ja sitä ei voida hyväksyä. Se, mitä täällä tapahtuu, on ainoastaan vaalikampanja kampanjatyötä, joka eh, vie Euroopan parlamentilta uskottavuutta. Monsieur Diakonou. Merci. Eh, Kiitos. Minun on vaikea ymmärtää, miten eh, voimme puhua oikeusvaltiosta, kun sitä ei ole määritelty. Niin kauan kuin rikosoikeus on kansallisen äh, toimivaltuuden alainen, on mahdotonta tehdä minkäänlaista arviota. Siksi minua on valitettavasti sanottavana, täällä vain ö, äh, puhutaan. Kaikki mitä se tapahtuu on pelkkää taustahälyä eikä mitään muuta. Ö, äh, minä henkilökohtaisesti odotan Romanian parlamentilta ja Romanian oikeuslaitokselta, että säännöt määritellään tietenkin Euroopan periaatteiden mukaan, mutta mm, valitettavasti Romaniassa minun mielestäni ei ole oikeusvaltiota. Eli meillä on vielä hyvin paljon tehtävää ennen kuin siellä olemme. Parlamentin tehtävä on määritellä oikeusvaltio todellisuudessa ja muodollisesti. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, Romania on minun maani ja niin kauan kuin olen täällä eh, edustamassa maata, niin täällä Euroopan parlamentissa en hyväksy sitä, että kukaan kertoo valheita maastani. Romania on oikeusvaltio. Romania on oikeusvaltio ja sanon sen vielä kerran. Eh, tämä kuva, jo jota jotkut romanialaiset puolueet yrittävät esittää julkisuudessa on täysin toisenlainen. Joidenkin eurooppalaisten puolueiden etu on se, että Romanian asetetaan huonoon valon ne ovat samoja henkilöitä, jotka kotimaassaan yrittävät painostaa oikeuslaitosta ja että tietty poliitikko tuomittaisiin ilman todistusaineistoakin tai että painostetaan, jotta armahdettaisiin henkilöitä, jotka ovat heidän etupiirissään. Romanian suhteen teidän pitäisi ensinnäkin lopettaa oikeuslaitoksen painastaminen. Hyvät kollegat, se mitä näette tänään ja kuulette tänään, liittyy varmastikin, ja puhuja keskeytetään. Minä äänestin tässä sen puolesta Romania tänne tulisi ja liittyisi, ja taistelin niiden puolesta, jotka halusivat pitää Romanian ulkopuolella, ja myös ajattelen laisten kauppaussopimuksen moratoria. Minä taistelin niiden puolesta Romaniassa, jotka halusivat torjua korruptonoita lapsikauppaa. Useimmat PSTstä. 15 vuotta myöhemmin olen kauhistunut, että EU nyt Romanian johdolla viimeisen eteenpäin. Ja siellä on PSD-johtonivut Rakhna, joka on luonut rikollisjärjestön ja vienyt miljoonia EU-varoja sosialistina. Minä esitän omalta perheeltäni enemmän ja siksi en ole kaittanut kritisoimasta Romaniaa ja vihnoinkin minun ryhmäni on nyt nohkeva, että PSN poistaa ryhmästä, kunnes toivottavasti kuten Jorma totesi, nyt on ei pelkästään oikeudenvaltiosta Romaniassa, vaan EU-ssa, jos me haluamme näitä romanaisia kansalaisia puolustaa, jotka ovat kärsineet kovasta talvesta ja haluavat oikeusvaltiota, meidän täytyy tukea ja torjua korruptiota. Et enfin, monsieur Lopez. Ja herra Lopetakilla lopuksi. Presidenta, komissaria Jurova. In... Puhemies Jorevia, kun tähän osallistunut sosialistina tähän keskusteluun. En, ole, en puhu pelkästään Romania, Unkaria tai Puolaa, vaan yhdestä syystä haluan läpinäkyvyyttä, koska tämä keskustelu korruption torjunnasta ja oikeusvaltio ja demokratian puolustamisesta on usein kääntynyt syytöksiksi laidasta laitaan niihin maiden suuntaan, jotka seitsemän artikla ovat rikkoneet ja 12 artiklaan kirjattu on myös tärkeitä periaatteita, ja siinä on merkittäviä uudistuksia tehty näitä vastaan, mutta täytyy saada aikaan luotettava, vakaa mekanismi sen varmentamiseksi, että noudatetaan näitä 12 artiklan määräyksiä CSUTS, e oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia, demokratiaa ja myös korruption torjuntaa. Ja tämä mekanismi Rova Jurova edellyttää komissiota myös työtä päätösasunnon nojalla, että komission pitäisi tulla nyt kertomaan näistä, kun komissio astuu virkavailun jälkeen. Kiitos. Ja nyt seuraavaksi Rova Jurovaa. Thank you very, thank you very much, Madam Chair. Kiitos, rouva puhemies, arvoisat jäsenet. Ensin haluaisin sanoa, että minä edustan koko kollegiota, koko komissiota. Tämä reaktiona niille, jotka kritisoivat ensimmäistä varapuheenjohtaja herra Timmermansia siitä, että hän ei ole paikalla. Hän on ollut intensiivisesti mukana keskusteluissa Romanian viranomaisten kanssa. Hän on viimeinen, jota pitäisi kritisoida siitä, että hän on tehnyt jotain väärin tai jotain kielteistä Romaniaa kohtaan. Toinen kommentti. Komissio ei puutu Romanian yksittäisiin tapauksiin. Rova Grappini nosti tämän esille. Tämä on meidän periaatteemme. Me emme puutu ja me eh, tarkastelemme tilannetta muun muassa lainsäädännön suhteen. Ja siksi me olemme puuttuneet viimeaikaisiin lainsäädäntömuutoksiin Romaniassa, koska kumulatiivinen vaikutus, mitä näihin muutoksiin tulee saattaa johtaa oikeusvaltiorikkomuksiin. Rova Morve, minä en tunne näitä tapauksia. Mutta muistan hyvin oman tapaukseni vuodelta 2006. Minua syytettiin korruptiosta vuonna 2006. Eh, tämä oli erittäin likainen poliittinen tapaus. Siinä oli taustalla vain poliittiset intressit. Eh, niitä leviteltiin tiedotusvälineissä. Muistan eh, istuessani vankilassa en hetkeäkään uskonut, että yksikään tuomari lähettäisi minut pysyvästi vankilaan. Minä uskon oikeudenmukaisuuteen maassani. Ja tämähän ei mennyt koskaan tuomioistuimen eteen, koska ei ollut mitään todisteita. Tämä oli vain likaista poliittista peliä tiedotusvälineiden taholta. Minä muistan tämän kyllä erittäin hyvin. Ja se on paradoksaalista, että Romania tarjosi minulle tätä työpaikkaa. No, en tässä nyt mene sen enempää yksityiskohtiin, mutta se vaikutti myös perheeseeni. Ja Romania antoi minulle mahdollisuuden levittää asiantuntemustani ja siksi olen viimeinen henkilö, Eh, joka syyttäisi Romaniaa. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että Romanessa saattaa syntyä tilanne, jossa oikeusjärjestelmä muutetaan niin, että siitä ei voi enää peruuttaa, se johtaa oikeusvaltiorikkomuksiin. Minä seurasin erittäin läheisesti, mitä Romani on tehnyt CVMn suhteen ja olen tyytyväinen, että tässä mennään nyt oikeaan suuntaan uudistusten kanssa. Mutta olen kuitenkin peloissani muutoksista, jotka menivät aivan väärään suuntaan. Ja se on nyt tilanne tällä hetkellä. Mitä oikeus riippumattomuuteen tulee, niin se on erittäin tärkeä pilari – ja sitä kehitetään vuosikymmenten ajan. Kaikissa jäsenvaltioissa me olemme nähneet erittäin pitkiä prosesseja. Sen avulla on saatu vakaa perustuslainen järjestelmä ja äh, vahva oikeusjärjestelmä on yksi osa sitä, mutta se voidaan tuhota kirjaimellisesti yhtenä yönä. Ja komissio ei halua, että Romaniassa näin tapahtuu keskustelua käydään, vuoropuhelua käydään. Olen niiden kanssa samaa mieltä, jotka sanovat, että romanialaiset ansaitsevat enemmän. Me haluamme auttaa Romania. Käymme nyt teknisellä tasolla keskustelua ja Meidän täytyisi palata poliittiselle tasolle. Meidän täytyisi käydä myönteistä keskustelua mikä johtaisi myönteisiin uudistuksiin ja niin, että uudistukset taas tulisivat oikealle polulle. Kiitos. Kiitos. Herra Pavel. Ei, herra Pavel. Ei, herra Pavel. En antanut puheenvuoroa. Tulitte viime hetkellä, ette sinistä korttia vaan esittää. Joo, ryhmän puheenvuoron jälkeen, eli sitten teillä ole eri työllisyyspuheenvuoroja kertoen Älkää ilman mikrofonia puhu, kun ei siitä ole mitään virkkaa. Olen nyt pahoillani. Euh, sitten nyt tulee tähän aikaisemmin tänne keskusteluun. Sitä paitsi se päättyy nyt. No, sitten mennään ihan toiseen aiheeseen, koska nyt esityslistalla meillä on niin on komission jäsenen vaihto ja sitten yhteiskeskustelu kollektiivisista sijoitusrahastoista. Herra Klintsin mietinnöt, kollektiivisten sijoitusrahastojen rajat ylittävät markkinointi, direktiivi, ja herra Klintsin toinen mietintö, kollektiivisten sijoitusrahastojen rajat ylittävä markkinointi, asetus tässä tapauksessa. Mutta kun herra Klintz ei vielä ole tullut paikalle, niin herra Dombrovskin heti lennosta otan kiinni, joka ei edes kuuntele minua. Hän saisi puheenvuoron, herra Dombrovskis. Kiitos. Uh, puhemies arvoisat parlamentin jäsenet investointirahastot antavat mahdollisuuksia euroopan kansalaisille säästää tulevaisuutta varten. ne ovat tärkeitä välineitä myös kanavoida säästöjä talouteen ja saada rahoitusta yrityksille euroopassa mutta tänä päivänä Sijoitusrahastojen markkinat ovat lähes, kansallisia vain. Esimerkiksi 70 prosenttia investointirahastoista myydään vain kotimaan markkinoilla – näiden kollektiivisten sijoitusrahastojen osuus yli kolmessa maassa on vain 30 prosenttia. Ja sitten vaihtoehtoiset rahastot, niiden osuus on vielä alhaisempi, vain noin 3 prosenttia. Tämä johtuu lähinnä sääntelyesteistä, jotka esittävät rajat ylittävän levittämisen. Mitä tulee pääomamarkkinaunioniin, olemme esittäneet, että päästään eroon esteistä ja näin sisämarkkinat paremmin toimisivat myös näiden sijoitusrahastojen osalta. Tavoitteemme on yksinkertainen. Haluamme, että kuka tahansa toimii unionissa voisi myydä rahastojaan yli rajojen ilman, että tulee ongelmia sijoitussuojan kannalta. Me haluamme hallintorasitetta vähentää, saada selkeyttä myös rahastonhoitajille, jotka haluavat EU-ssa näitä markkinoita. Kiitos herra esittelijälle Klintsille ja varjoesittelijöille ponnisteluista viedä eteenpäin tätä nopeasti. Halusimme myös onnitella teitä siitä. Dombrovski, kes, hetken vaikuttaa siltä, että tässä on tulkausongelmia. Rova Pietikäinen, onko teillä ongelmia tulkauksen kanssa? No. It is not in <clears throat> uh, the channel English is not in English, it's ah. some other language. So. Englannin kanavalta ei tule englantia, vaan jotain muuta kieltä. No sepä harmillista se pannaanpa oikeat kielet oikeille kanaville. Kuuluuko siellä nyt englantia englanniksi? Hyvä. No niin, herra Dombrovski, voitte jatkaa. Uh, Okei, okay. uh, so... okay, eli siis vielä kerran onnittelut siitä, että näin saatiin aika nopeasti yhteisymmärrys kolmikantaneuvottelussa neuvoston kanssa komissio tukee sopimusten kanssa. Siellä saavutettiin, siellä on oikea tasapaino saatu niin, että voidaan levittää rajat ylittävää markkinointia ja taata suojaa. Yksi esimerkki tästä hyvästä tasapainosta parlamentti ja sen valtiot päättivät, että rahastohoitajat voivat aktiivisesti käyttää näitä nykyisiä rahastoja ja houkutella investoijia, että kaikki markkinointisääntöjä täytyy noudattaa, mutta kuitenkin lainsäätäjät ottivat sinne takeita sen takamiseksi, että me noudatamme hyvin tässä toiminnassa, ettei kierretä EU-sääntöjä millään muotoa. Toivottavasti huomisessa äänestyksessä saadaan vahvistus tälle tärkeälle osalle pääomamarkkinaunionia. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Ja sitten herra Lama Suur, kansanpuolueen puolesta kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä haluaisin kiittää neuvottelutiimiä, esittelijämme Klinssin valvolan silmän Alas, varmasti hetken päästä tulee tänne tästä tuloksesta, joka saavutettiin tässä merkittävässä aiheessa. Huomenna toimitamme äänestyksen tärkeästä tekstistä niin, että voidaan pääomamarkkina saada kuntoon, kuten varapuheenjohtaja Dombrovski juuri totesi lähtevä komissio, jota haluan kiittää muuten tästä työstä, halusi antaa täsmällisiä vastauksia kohdennetusti esteille, joita vielä on rajat ylittäville sijoituksille. Neuvoston kanssa löydetty sopimus toimintojen välisissä neuvotteluissa vaikuttaa tyydyttävältä ja tasapainoiselta. Siinä huomioidaan suurin osa niistä kysymyksistä, joita parlamentti otti esille, ja ennen kaikkea halutaan, että voidaan ilmoitusmenettely ottaa käytännöllisemmin mukaan niin, että kun raja-arvoista luovuttiin, koska se oli aika harkinnanvaraista. Tämä koskee myös markkinointi edeltävää toimintaa. Parlamentin ansiosta tätä mekanismia laajennettiin myös nykyisiin rahastoihin ja myös mitä tulee markkinointi edeltävään toimintaan liittyviin asiakirjoihin, sitäkin rationalisointiin. Näin se on tehokkaampaa ja vastaa myös näitä tavoitteita. Kaiken kaikkiaan me pystymme myös riittävät taket saamaan, jotta nämä uudet mahdollisuudet johtavat siihen, ettei kierretä sääntöjä, varsinkaan kolmansien maiden toimijoiden osalta. Ja lopuksi vielä me halusimme eurooppalaista valvontaa. Eurooppalainen viranomainen on usein ollut kuitenkin kiistetty iloinen siitä, että parlamentin saavuttava kompromissi antaa eurooppalaisille viranomaisille ESMalle enemmän valtaa. Näin saadaan enemmän yhteistä valvontaa. Se on välttämätön osa myös, jotta pääomamarkkina toimisi tehokkaasti ja vaikuttavasti. No, me... Ja nyt Rova Delvo, SDRV puolesta kaksi minuuttia. Merci. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää tiimiä, mutta varsinkin esittelijämme herra Klintsiä joka veti neuvottelua tehokkaasti neuvottelussa niin, että saatiin tämä hoidettu ennen kauden päättymistä. Sääntelyn tavoitteena on helpottaa sijoitusrahastojen rajat ylittävää markkinointia, koska tällä haavaa useimmat eurooppalaiset rahastot toimivat vain yhdessä jäsenvaltiossa kotimaassaan. Ja moni epäröi mennä uusille markkinoille. Se vähentää totta kai valinnanmahdollisuuksia noissa maissa. Totta kai me tarvitsemme sijoittajia ja pääomaa, jotta voidaan taloutta rahoittaa. Siksi saatiin tämä ehdotus, jotta päästään eron esteistä ja rohkaistaan rahastoja hakemaan uusia markkinoita, mikä on markkinoita edeltävää työtä esimerkiksi ja mitä edellytyksiä täytyy toteuttaa, jotta voi mennä toisille markkinoille. Me korostimme kovasti sitä, että valvontaviranomaiset saavat tiedon näiden rahastojen toiminnassa tietyssä maassa niin, että ne voisivat selviytyä valvontatehtävästään, niin että on todellista tietojen vaihtoa viranomaisten kesken, mutta myös eurooppalaisen Espan kanssa. Ne ovat tärkeitä edellytyksiä, jotta voidaan taata sijoittajan suojaa. Se oli tärkein huolemme oikeastaan myös parlamentissa. Kompromissien myötä on pystytty jakamaan myös se, että rahaston hoitaja edelleen joutuu täyttämään tiedonantovelvoitteensa sijoittajille jossain maassa, vaikka hän maasta olisi lähtenytkin. En voi lopettaa sanomatta jotain usitseista. Minun ryhmäni ei halunnut ja anneta mitään lisää aikaa kahta vuotta usitseille. ennen kuin jouduttaisiin noudattamaan näitä sääntöjä. Minä toivon ja minä veton komissioon, että töitä nyt nopeutettaisiin, jotta tämä pidennys ei ole kaksi vuotta, vaan mahdollisimman lyhyt. Kiitos. Herra Marias, minuutti. Kiitos, puhemies päämarkkinaunionin kehitys Euroopan unionissa on tärkeä ennen kaikkea aikana, jona pankkijärjestelmä ei pysty enää takaamaan markkinoiden ähm, likviditeettiä. Tämähän on tietysti ähm, tärkeä kysymys kansantalouksille. Siksi kollektiivisilla sijoitusrahastoilla on hyvin paljon mahdollisuuksia ja ne haluavat myös käyttää niitä. Me olemme kuitenkin todenneet, että tämä pääoma ei ole kuitenkaan reaalitalouden käytettävissä. Ne ovat enemmänkin kasinotalouden käytettävissä. Siksi me tarvitsemme lisävalvontaa. Toki rajat ylittävästi täytyy olla enemmän mahdollisuuksia, mutta kuitenkin valvontaviranomaisten täytyisi seurata näitä investointirahastoja niin, että voidaan taata, että tämä pääoma menee reaalitalouteen. Kiitos, herra Gerold. Puolitoista minuuttia. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia, puhemies. Nämä säännöt yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajat ylittävän myynnille on erittäin tärkeä askel sisämarkkinoiden edistämisessä. Se edistää tiedotusta ja avoimuutta ja luo integroidummat markkinat. Kilpailun kasvu mahdollistaa sen, että rahoituspalvelu yritykset voivat eh, tarjota enemmän eh, tuotteita. Tämä antaa eh, sijoittajille enemmän mahdollisuuksia ja tämä on myönteistä sekä yksilölle että yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Sanon tämän eh, en vain koska olen talous- ja rahoitusasioista vastaava poliitikko, vaan myös kehityspoliitikko, koska meidän täytyisi toimia Euroopan unionin rajat ylittävästi ja edistää hyvinvointia myös kumppaneidemme eh, alueilla. Siksi eh, meidän velvollisuutemme on edistää rajat ylittävää eh, toimintaa ja tämän lisäksi tuen myös ehdotusta eh, PK-yritysten kasvumarkkinoiden hyödyntämiseksi mm, pääsy pääomamarkkinoille helpottaa yritysten rahoitusta, samoin rajat ylittävä sijoitusrahastojen myynti mahdollistaa sijoitusrahastoille sen, että ne voivat toimia tällaisena rahoitusvälittäjinä. Kiitoksia. Kiitos, Rova. Gil, minut. President. Puhemies, ensinnäkin myötätuntoa sen osa, mitä tapahtui tulipalon Notre Damein katedraalissa, olen pahoillani siitä. Totta kai rajat ylittävien Sijoitusrahastojen toiminta on nyt mutta esteitä on paljon. Jos ajatellaan 14,3 biljoonaa euroa, niin 70 prosenttia, kuten kuultiin, kaikista omaisuuseristä on rahastojen käsissä, jotka rekisteröityy toimimaan vain kotimaan markkinoilla. Vain noin 30 prosenttia näissä yhteisöyrityksistä ja 3 prosenttia sijoitusrahastoista toimii useammassa kuin kolmessa jäsenvaltiossa. Siksi pääomamarkkinaunioni on aika merkityksetön. Eli nyt neljä vuotta myöhemmin tämä lippulaiva-hanke poistaa esteitä ja lisää läpinäkyvyyttä, ettei tämä olisi niin mutkikas ja raskas koneisto. Sijoittajat voittavat tässä, koska he saavat enemmän valinnanvapautta ja suojaa. Olen kiitollinen tästä uudistuksesta tässä tärkeässä vaiheessa, mutta jotta voidaan taata se, että portugalilainen voisi Latvian sijoittaa eri tuotteisiin niin tarvitaan lisää työtä, ajatellen maksuja ja kuluja. Kysyn varapuheenjohtaja, pitää lopetella rouva, että saadaan lisää läpinäkyvyyttä ja standardointia, että voidaan estää kattojen asettaminen maksuille. Madame Pietikäinen. Rouva Pietikäinen, minuutti. Me epätoivoisesti tarvitsemme sekä riskipääomaa että investointeja kollektiivisiin sijoitusrahastoihin Euroopassa. Ja kuten kollegani Nina Gilio sanoi, tällä hetkellä verrattuna Yhdysvaltoihin tai verrattuna Aasian maihin – meidän tilanteemme on lähes merkityksetön, koska jäsenvaltiot asettavat erilaisia sääntöjä kustannusrakenteen takia ja koska markkinointisäännöt ovat hyvin epäselvät, sijoittajat eivät oikein ole uskaltaneet hyödyntää pääomamarkkinaunionia. Siksipä toivotan tervetulleeksi tämän mm, lainsäädännön, joka toivottavasti luo selkeämmät säännöt ennakkomarkkinoille ja markkinoille ja parantaa tällä tavoin myös kuluttajan suojaa. Seuraavat askeleet ovat se, että meillä pitäisi olla täysi eurooppalainen valvonta ja suurempi avoimuus kustannusrakenteen suhteen. Kiitos. Herra Coburn oli neljäksi minuutiksi, mutta jos ei ole paikalla eikä ole halukkaita keskustelun puheluettelua, niin Herra Dobrovski, palaan suoraan teidän pakellenne. Voitte päätellä. Madam Chair, honorable members. Kiitos arvoisat jäsenet. Jälleen kerran haluaisin kiittää esittelijää herra Klintsiä ja varjoesittelijöitä heidän työstään. Odotan äänestystä huomenna. Toivottavasti saamme tämän paketin mahdollisimman nopeasti voimaan. 440 miljoonaa euroa säästöjä tullaan saavuttamaan tämän ansioista. Tätä kautta saadaan enemmän kilpailukykyä rahoisten hoitajien välillä ja tämä tarkoittaa myös alhaisempia kustannuksia investoijille. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Ja sitten pitemmittä puheitta seuraavaan kohtaan, siihenkin menisin, mutta puheluettelokaan minulla ei ole. Ja puhujat ovat matkalla, eli vähän kärsivällisyyttä, että tänne pääsevät. Viimeinen rouva Nyt Rova Piettikäinen. Herra Höökmark on siinä vieressä, mutta herra Simon ei. Ai siellä tulee hänkin jo paikalleen. Eli esityslistalla on nyt yhteiskeskustelu pankkijärjestelmän uudistuksesta, herra Simon esittelijänä vakavaraisuusasetuksesta ja toinenkin mietintö häneltä vakavaraisuusdirektiivi, Martin mietintö luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappion kattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky. Ja sitten vielä Martin myös tämä toinen direktiivi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappion kattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky muuttaminen. No niin, siinä se. Sitten aloitellaan. Herra Simon ensimmäisenä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ensinnäkin sydämelliset kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä, eh, jota olemme nyt tarjottaneet kaksi ja puoli vuotta. Kaksi puoli vuotta, jolla on yritetty eh, tuoda yhteen aluksi täysin erilaisia näkemyksiä. Näkemyksiä siitä, miten teemme Euroopasta turvallisumman, miten vuoden 2008 pankkikriisin jälkeen, joka maksoi veronmaksajille 200 miljardia euroa, saamme maailman muutettua niin, niin, että veromaksaja on pois tulilinjalta. Ja kiitän Otmar Garasia, Nati Gallia, Sven Giegoldia, Ashley Foxia ja muita esittelijöitä. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää myös komission työntekijöitä ja varapuheenjohtaja Dombrovskisia. Meillä oli onnea siinä, että komissio vaikeissa neuvotteluissa, vaikeina aikoina työntekijöineen oli käytettävissämme päivin ja öin niin, että pystyimme mahdollisimman hyvin saamaan aikaan kompromissin. Ja se, mitä saimme aikaan, niin siitä voimme olla ylpeitä. Pankkivalvonnan suhteen olemme toteuttaneet sen, mitä Baselin komitea on määritellyt. Olemme ottaneet käyttöön keskeisiä elementtejä, joita tähän mennessä ei ole otettu. Esimerkiksi leverage ratio, tällainen pankkien velkaantumisen rajoitus, oman pääoman alin raja. Sitten meillä on lisää globaalisti järjestelmän kannalta merkittäville pankeille. Meillä on myös varmistettuja tällaisen rakenteellisen likviditeettiasteen kautta. Olemme pystyneet varmistamaan, että hankalassa tilanteessa olevat kansainväliset suurpankit pystytään kriisinratkaisun kautta selvittämään niin, ettei veronmaksaja joudu maksamaan ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta mikä minulle oli tärkeää oli se, että toisin kuin niissä säännöissä, jotka toimme heti rahoituskriisin jälkeen, otimme käyttöön periaatteen, joka minulle on erittäin tärkeä tulevaisuuden kannalta. Tälle meidän on rakennettava tulevina vuosina jotain, joka varmistaa, että meillä on samat kilpailuedellytykset Euroopassa kaikille pankeille mutta ei sitä kautta, että meillä on samat säännöt kaikille, vaan eriyttämällä sääntöjä. Menneisyydessä emme ole ottaneet huomioon sitä, että pienet, vähäriskiset, paikalliset pankit, niitä on kohdeltava toisin tavoin kuin suuria kansainvälisiä riskialttiimpia pankkeja. Menneisyydessä emme ole pystyneet vähentämään näiden pienten pankkien byrokratiaa, niin niille ei pidä asettaa ylimääräisiä esteitä. Tämän mietinnön kautta olemme, ja tästä olen kiitollinen kollegoille, ensimmäistä kertaa onnistuneet siinä, että sellaiset pankit, jotka ovat alle 5 miljardia, jotka pystyvät osoittamaan, että ne toimivat vähäriskisesti, vähentämään byrokratiaa niin paljon, ettei me tulevaisuudessa enää kuule, että liian byrokratian takia pankkien on pakko fuusiuduttava, koska ne eivät enää, pienet pankit eivät selviä näistä säännöistä. Toivottavasti tulevaisuudessa mm, olemme laatineet yhtenäisen eurooppalaisen ilmoitusjärjestelmän niin, että me tiedämme, milloin pankit äh, saavat, äh, milloin tällaisia kyselyjä äh, tehdään niin, että tähän mennessä pienen pankkien piti ehkä maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona vastata näihin ilmoitusvelvoitteisiin ja vasta torstaina pystyvät tekemään pankkitoimintaa. Ähm, Olemme myös ottaneet huomioon äh, pankkien riskiprofiilin. Tämä oli meidän tehtävämme ja olemme äh, sen yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa äh, ja yhteistyössä komission kanssa ja monen pitkän keskustelun ja istunnon jälkeen myös yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa olemme siis tässä onnistuneet. Haluan tässä kiittää vielä kaikkia kollegoita ja myöskin komission työntekijöitä. Merci. Kiitos. Sitten herra Höckmark. Madam President. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, varjosittelijöitä, komissiota, neuvostoa, hyvästä työstä, jota olemme saaneet aikaan. Näin pankkikriisiä on käsitelty kolmessa eri lainsäädäntöpaketissa – ja niissä olemme onnistuneet ensinnäkin tämä hierarkia, kun päätimme siitä vuosi, sen, vuosi sitten ja nyt kaksi lainsäädäntöä, äh, jotkin BRDtä. Tämä perustuu pankkien kriisiratkaisudirektiivin, joka hyväksyttiin 2014. Yksi kaikkein tärkeimpiä tavoitteita tässä oli muuttaa logiikkaa pankkialalla niin, että selvitetään, että ne, jotka omistavat pankkeja tai investoivat pankkiin, kantavat täyden vastuun, kun huonotajat koittavat. Ja fuusioiden tai muiden pankkiyhteyksien kautta saimme pelastusmenettelyn. Eli jos on investoinut pankkiin, niin sitten vaarana on, että pääomakin katoaa käsistä, jos sen on sijoittanut. Tämä on saatu aikaan, jotta saadaan aikaan kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin selvittää kaikille, että, että jos pankkiin investoit, otat riskin. Ja toinen täytyy taata se, että pelastus onnistuu jotenkin ennakoivalla tavalla. Esittelijänä alusta lukien tappion kattamiskyvyssä on minulle ollut erityisen tärkeää pitää kiinni tästä niin, että sinne tulee lak tappion kattamiskyky kokonaisuudessaan, ettei siinä vain kierretä sitä aseikkaa, että koko pääoma on ikään kuin pelastettavissa. Tämä luo kuria markkinoille ja näin veronmaksajatkin pärjäävät paremmin näissä mahdollisissa tapahtumissa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että me olemme saaneet parempia sääntöjä sitä varten, miten TL ja MREL toteutetaan. Olen iloinen siitä, että on saatu aikaan myös valvontapuolten harkintaosuus, eli ettei pankkia rangaista suur, isolla omalla pääomalla, vaan niin, että tämä MREL ja TL riippuvat itse riskirakenteesta pankissa – Tämän olen saanut aikaan. Minä uskon, että nyt edessä on se tilanne, josta mä näin voin sanoa, että näin hyvä mahdollisuus ei koskaan ole ollut käsissämme. Ajatellen niitä, joilla on nyt vastuu pelastaa pankkeja huonoina aikoina. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt se on helpompaa, me siis helpotamme tätä, mutta se tarkoittaa myös, että markkinat ovat valppaampina ja välttää tilanteen, jossa pankki joutuu ylipäätään kriisiin. Ja sehän nyt tässä tärkeintä tietysti. Niin, että jos pankkien sijoittaa, niin tietää, että ottaa aina riskiin. On tuhansia tuhansia valvoja takaamassa, että on oikea määrä pääomaa, oikea taso relliä ja oikea taso siis pääomaa. Minä haluaisin kiittää kaikkia varjosittelijöitä komissioltakin, jota on auttanut meitä tämän parissa. Meillä on nyt hyvä perusta pankkiunionia varten, hyvä perusta myös Euroopan taloutta varten. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Domrovski, olkaa hyvä. Honorable members. Arvoisat jäsenet, tämä lainsäädäntö ehdotus hyväksyttiin komissiossa noin kaksi ja puoli vuotta sitten, marraskuussa 2016. Se pohjautui olemassa oleviin pankkisääntöihin liittyen pankkikriisiin, joten tämä ehdotus oli sellainen, että pyrittiin riskien vähentämisiin ja tässä täytettiin myös kansainväliset velvoitteet, kun pidettiin kiinni kansainvälisistä standardeista ja taattiin se, että pankit voivat jatkaa toimintaa reaalitaloudessa toukokuussa 2018 saatiin tulos aikaiseksi kahden puheenjohtajavaltion avustuksella. Ja poliittinen sopu saatiin sitten aikaiseksi lopulta tammikuussa 2018, joten minä haluaisin kiittää jäseniä, jotka ovat olleet mukana neuvottelemassa tästä paketista, heidän sitoutumisestaan ja kompromissihalukkuudesta. Ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijöitä, herra Simon ja herra Höökmarkkia. Te olette ponnistelleet sovun saamiseksi. Parlamentti paransi ähm, monia komission ehdottomia elementtejä. Siihen tuli lisäelementtejä, joita ei ollut alkuperäisessä ehdotuksessa ennen kaikkea, mitä rahanpesuun tulee ja äänestyksessä huomenna on tärkeää toimia, että voidaan vahvistaa pankkeja. Tässä tulee mukaan sitova vähimmäisomavaraisuusaste. Ja tässä on myös muita sitovia toimia. Ja tässä vahvistetaan myös sääntöjä, jotka liittyvät valvontaan. Ja tässä annetaan myös joustavuutta, mitä makrovakauteen tulee. Ennen kaikkea kun siirretään nämä EU-lainsäädäntöön, niin tämä tulee olemaan tärkeä askel, koska tässä saadaan vähimmäistason MREL. Ja muiden toimien kanssa tämä takaa sen, että pankeilla on puffereita, joita voidaan sitten käyttää kriisin ratkaisussa. Ja tätä kautta voidaan taata avoin prosessi pankkiviranomaisten ja markkinoiden välillä. Samanaikaisesti tässä kiinnitetään huomiota kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä reaalitaloudelle. Me sovimme säännöistä, joiden avulla lainanantoa parannetaan. Tätä kautta voidaan tukea reaalitaloutta. Tässä voidaan ennen kaikkea antaa lainaa PK-yrityksille ja infrastruktuurihankkeille, joten nämä ovat myös sitten yhteydessä työpaikkojen luomiseen tässä hallintotaakkaa pienennetään myös liittyen muun muassa ilmoitusmenettelyyn pienien pankkien kohdalla. Ja mitä uusien standardeihin tulee, tässä on vaihtoehtoja pienille pankeille, joita ne voivat käyttää. Tässä ensimmäistä kerta otetaan myös sosiaaliset riskit huomioon. Esimerkiksi suuret pankit niiden täytyy ähm, nostaa esille juuri muun muassa nämä sosiaaliriskit. Mitä rahanpesuun tulee, niin tässä vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa äh, eri viranomaisten välillä ja ESMAn välillä tässä yhteydessä. Nämä ovat erittäin tärkeitä askelia, joten arvoisat jäsenet, Tämä paketti on valtava askel eh, eteenpäin eh, pankkikriisin jälkeisessä ajassa. Tätä kautta pankeista tulee eh, vakavaraisempia, joten tämä on erittäin tärkeä askel riskien vähentämisessä ja riskien jakamisessa. Ja meidän täytyy myös toteuttaa backstop-kysymys. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Ja sitten keskustelu. Ensin ryhmien puolesta, kansanpuolen puolesta herra Karas. Kaksi minuuttia. Frau Präsidentin, Herr Hyvä puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset Peter Simonille ja Gunnar Högmarkille, kaikille varjoesittelijöille, komissiolle, mutta myöskin meidän työntekijöillemme. Me olemme yhdessä uuden pankkisääntelyn kautta tehneet tärkeän askeleen kohti pankkiunionin loppuun saattamista. Tämä on suurin riskiä, byrokratiaa ja kustannuksia säästävä toimi Euroopan pankkisääntelyssä. Me olemme sen kuudella tärkeällä asialla onnistuneet. Ensinnäkin eh, kiristämällä eh, varojen vaati, oman pääoman vaatimuksia, joka huomioi pankkisektorin rakenteelliset eh, järjestelmän. Sitten ensimmäistä kertaa meillä on suhteellinen meillä on määritelmä pienistä ei-komplekseista rahoituslaitoksista. Sitten kolmanneksi me huomattavasti vähennämme hallinnollista taakkaa 20 prosenttia vähemmän sääntelykustannuksia pienille pankeille. Neljänneksi tuemme entisestään reaalitaloutta laajentamalla tätä PK-yritystekijää 2,5 miljoonaan euroon. Sitten viidenneksi tämä asetus vastaa myös äh, digitalisointiin äh, edistämällä äh, sijoituksia sovelluksiin ja sitten ei enää kaksinkertaisesti täytyy ilmoittaa, kun meillä on yhtenäinen eurooppalainen ilmoitusjärjestelmä. Hyvät naiset ja herrat, olemme siis yhtäältä vakauttaneet rahoitusmarkkinoita, toisaalta äh, suojelleet pienempiä pankkeja. Tällä tavoin olemme vahvistaneet Eurooppaa äh, taloudellisena keskuksena ja äh, tämä on myös suuri menestys Euroopan parlamentille. Sydämestä kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Herra Beres saa hetken päästä puheenvuoron ja kiitos Rova Gilille äh, onnettomuudesta tulipalosta, joka on tuhonnut Notre Damein Pariisissa. Kiitos myötätunnosta. Sitten Rova Beres s puolesta kaksi minuuttia. Kiitos puhemies todellakin. Joskus tässä on aikamoista paradoksia, jos ajatellaan Euroopan parlamentin näkökulmaa. Totta kai Notre Dame on luhistumassa. Toivottavasti ei ole mikään ennenmerkki suis laïque je suis bouleversée. L'adoption du paquet bancaire. Pankkipaketin hyväksyminen, no niin, no nyt pankkien kimppuun. Saadaan päätöksiä ja toimia kansainvälisellä tasolla kriisin jäljeltä. Se on tärkeä etappi, kuten Baselin komitea on halunnut ja FSBkin. Ja tämä on tärkeä etappi, jotta voidaan päästä eroon riskeistä, joita saattaa syntyä pankkijärjestelmään. Tämä paketti vahvistaa myös niitä puitteita, jotka liittyvät pankkien pelastamiseen. Se edellyttää, että merkittävät laitokset pystyvät paremmin selvityä veloistaan, että saadaan uutta pääomaa. Joudun pysäyttämään. Voitte jatkaa myöhemmin. Ja herra paket. ECR-ryhmän puolesta, olkaa hyvä, minuuttia. Kyllä, herra Paket, anteeksi. En äsken nähnyt teitä. Olkaa hyvä. ECR-ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Thank you well. Uh, Kiitos. On tietysti erittäin tärkeää, että meidän pankkisektorilla rajataan riskeitä ja että on riittäviä puffereita. Mutta tällä tavalla ei enää synny tilannetta, joka syntyi kymmenen vuotta sitten, kun meillä oli finanssisektorin kriisi, talous romahti. Ja me olemme tyytyväisiä uudistuksiin, mutta me olisimme halunneet ehkä vielä tiukempia sääntöjä. Tärkein ongelma ei ole uusi lainsäädäntö ja valvonta, vaan ne huonot velat, joita ei vielä ole ratkaistu monissa jäsenvaltioissa. Siinä on vielä työtä edessä, koska muuten nämä velat ö, siirtyvät seuraavalle sukupolvelle. Kiitos. Merci. Kiitos. Rouva Nahtegaal ehkä ensin. Ainakin ole paikalla. En pojata hänen puheenvuoroa siis. Herra Shirdevan, anteeksi, ääntämys puolitoista minuuttia GUE-ryhmän puolesta. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kiitoksia puhemies, hyvät äh, kollegat. Sen jälkeen kun pankit, äh, pankkien aiheuttaman äh, pankki, eh, rahoituskriisin jälkeen joutuivat veronmaksajien pelastettavaksi. Yksi Euroopan politiikan periaatteista oli, ettei veronmaksajien rahoja enää käytetä pankkien pelastamiseen ja myös megapankkien eh, valtaa rajoitetaan. Valitettavasti tätä tavoitetta ei saavuteta eh, tämän kriisiratkaisudirektiivin jälkeen sen sijaan, että pankeille asetettaisiin korkeita oman pääoman määrityksiä vaatimuksia, äh, luotiin monimutkaisia sääntöjä pankkialan suojelemiseksi, äh, Investointipankkitoiminta ei erotettu talletuspankkitoiminnasta ja sen sijaan, että pienennetään suurpankkeja, äh, Olaf Scholz, Saksan valtiovarainministeri, toivoo, että Deutsche Bank ja Commerzbank yhdistäytyisivät, jonka Tase oli sitten valtava, mutta kaksi vanhaa Opelia ei eh, tee Ferraria. Tämä olisi karhun palvelus tämän kriisinratkaisun menetelmän heikkoudet on jo osoitettu menneisyydessä, miten kriisissä pitäisi onnistua, kun jo rauhallisina aikoina se epäonnistuu. Me emme tarvitse mitään megapankkeja, vaan enemmän pank- jotka lainoittavat, jotka huomioivat reaalitalouden. Kiitoksia. Herra Giegold, vihreiden puolesta alkaa hyvä minuutti. <coughs> Madame la présidente, euh, je trouve ce de... Rouva puhemies, tämä on aika surrealistinen keskustelu nyt. Notre Dame on liekeissä. En haluaisi puhua pankkijärjestelmästä. Tämä kirkko on meidän kulttuurimme symboli, yksi hienoimmista kirkoista. Ja toivon, että ainakin että palomiehet eivät ole loukkaantuneet. Tämä on tragedia eurooppalaiselle kulttuurille. Ja mielestäni että tämä koko keskustelu nyt on aivan hullua. Madame Nachtegaal, vous êtes... Rova Nachtegaal, anteeksi myös tämä ääntämys. Te tulitte, haluatteko puhua kahden ja puolen minuutin ajan? Demokraatit pour l'Europe. Valderyhmän puolesta. Äh, De krediitkrisis Me vielä kaikki muistamme pankkikriisin pankkien piti pitää yhtä myös kansalaiset, mutta kuka, luottamus ei koskaan ole ollut niin alhainen pankkisektoriin. Ja me emme halua uudestaan joutua tällaiseen tilanteeseen. Ja onneksi meillä on tämä paketti, jossa ryhdytään moniin toimiin, jotta voidaan eh, estää tällaisen uusiutuminen pankilla täytyy olla enemmän rahaa varastossa. Ja tämä on erittäin myönteistä, mutta meillä on kuitenkin vielä työtä edessämme. Monilla pankeilla on vielä hyvin paljon lainoja taseessaan ja jos minut valitaan uudestaan, niin tämä on yksi asia, johon haluaisin puuttua viiden vuoden aikana. Sääntöjen täytyy olla tiukkoja, kun puhutaan lainoista, jotka ei ole minkään arvoisia. Ja pankkien täytyy olla myös varovaisempia, kun puhutaan valtion velkakirjoista. tässä ei tiedetä, miten se vaikuttaa pankkeihin ja säästäjiin. No, pankit eivät ole meidän vihollisia, mutta niiden täytyy kuitenkin säilyttää hyvä taloustilanne. Ne pystyvät myös taistelemaan terrorismia vastaan ja ne tukevat meitä myös innovaatiossa, mutta meidän täytyy kuitenkin puuttua mätiin kohtiin tässä järjestelmässä. Herra Valli, kaksi minuuttia e DDDn puolesta. Kiitos puhemies. Me puhumme paketista, joka liittyy riskien vähentämiseen pankkijärjestelmässä Euroopassa. Minä vain aprikoin, olemmeko todellakin vakuuttuneita siitä, että riskit vähentäneet pankkijärjestelmässä, ajattelen tärkeimpiä riskejä, kun ajattelen viisi vuotta, tässä on ajettu tätä suurinta riskiä, joka on likviditeetti, joka näissä pankeissa on ja koko järjestelmässä. Lähinnä johdannaiset, siis arvoperit, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin, kun niitä ei oikein voi huomioida edes valvonnan osalta ja, ja siinä kriisin tapauksessa koko arvo romahtaa. Ja siksi valvonta ei siihen ulotu. Ehkä ei välttämättä näiden toimenpiteiden myötäkään niihin päästä käsiksi. Se on vakava virhe. Todennäköisesti maksamme siitä kallin hinnan. Ehkä suuri virhe todellakin, joka on riskejä vähentämisessä, se, että keskittyy pelkästään riskejä vähentämisessä ajatella luottoa. Ikään kuin se on tärkeintä tässä pk varsinkin perheille ja ostaa talon, koneet ja niin edelleen. Että pankki nimenomaan nähdä vain ikään kuin luotonantajana, niin liian usein se menee liian pitkälle. Ajatellen vain, että kun ei nykyisiä ole noudatettu, että pitäisi pankkien pitäisi myös vielä kaikkia näitä arvopereitä ruveta hoitamaan saadakseen lisää pääomaa. Myös ajatellen niitä pelastettaessa. Pitäisi vielä että näitä vaatimuksia vahvistaa vielä. En tiedä, pystyvätkö edes selvitymään tästä, jos valvontaviranomainen jotain vaatii silloin, kun haluaa päämarkkinoilla mennä. Eli tämä minusta on suuri katastrofi. Pitäisi kokonaan uudelleen miettiä koko tätä rakennetta Euroopan pankkiunionissa. Nimittäin se luo epätasapainoa ja se vie väärän suuntaan eurooppalaisessa politiikassa. Merci. Kiitos. Rova Beres, haluatteko ehkä nyt jatkaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, madame la Kiitos puhemies. Pankkien pelastaminen on erittäin tärkeä ja onneksi rahoituskriisin jäljiltä Baselin komitea ja FSB on myös pyrkinyt sääntelyä parantamaan. Tänä päivänä kuitenkin Euroopassa voitaisiin vähentää mahdollisia riskejä syntymästä meidän pankkijärjestelmässämme me vahvistamme näitä puitteita myös silloin, kun kyse pankkien pelastamisesta. Me vahvistamme myös valvonta liittyen SIP-pankkien osalta, niin ne tuodaan tappiot jotenkin kattaa ja saada uutta pääomaa, kun ajatellaan myös omaisuuserien tasoa, laatua, tämä kuulsa merelle. Niin ikään saamme lisää takeita ainakin osittain niin, että viranomaiset voisivat myös selviytyä pelastettaessa pankkeja. Näin voidaan myös vakavaraisuutta vahvistaa. Ajatellaan, jos otetaan liikaa riskiä niin, että siellä on tietty likviditeettivipu huomioitu niin, että voidaan vakavasti netto rahoittaa pankkia ja näin saadaan myös luototuskykyä paremmin infrastruktuureille huomioidaan myös ympäristökriteerit luototettaessa, että voidaan edistää näitä oikeaan suuntaan. Mutta tämä paketti ei kaikkia ratkaise. Se on yksi askel. Meidän täytyy mennä pidemmälle. Jos meillä nyt on pankkiunioni olemassa, niin ei ole mitään syytä, ettei sitten tehdä kaikkia johtopäätöksiä. Eli miettiä, mitä kokonaisyötä voidaan saada tästä silloin, kun on kyseessä rajat ylittävistä toimista varsinkin. Yhtä lailla oikeasuhteisuusperiaate ei saa sivuttaa myöskään todellisia riskejä, joita otetaan liittyen eri mallien kokoon tietyillä markkinoilla. Ja vuosien jälkeen, kun pankki on pelastettu, on nyt saada aika lisää solidaarisuutta ja vihdoinkin hyväksyä eurooppalainen talletustakuu, jota on säästäjille niin pitkään lupailtu. Kiitos rouva puhemies ja kiitos kollegat. Merci. Kiitos. Seuraavaksi herra Ferber, puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat. Äh, talous- ja rahoituskriisin jälkeen rahoitusvakaus on aivan oikein ollut lainsäätäjän äh, mielenkiinnon keskiössä. Meidän täytyy varmistaa, ettei tämän lain, kriisi voi toistua uudelleen. Me olemme kuitenkin unohtaneet, että jokainen pankki ei ole Lehman Brothers. Kaikki pankit eivät ole niin suuria ja niin verkostoituneita kuin Lehman Brothers, eikä niiden liiketoimintamalli ole niin riskialtis. Päinvastoin, suurin osa Euroopan unionin pankkeista eivät ole rajat ylittävästi toimivia investointipankkeja, joiden se on täynnä erilaisia johdannaisia. Toisi, kuitenkin toimimme niin, ihan kuin kaikki pankit olisivat samoja ja niiden pitäisi noudattaa samoja sääntöjä. Kuitenkin samat säännöt kaikille eivät tarkoita samaa byrokratiaa kaikille. Pankkipaketilla saamme nyt ensimmäistä kertaa määriteltyä laadullisia ja määrällisiä kriteerejä sille, mikä on pieni ja ei monimutkainen laitos. Tällä tavoin varmistamme suhteellisuuden pankkisääntelyssä ja tuomme tähän termiin sisältöä. Tälle meidän on pohjattava erityisesti, jos ensi kaudella haluamme saattaa päätökseen Basel 3. Meidän täytyy siinäkin muistaa suhteellisuusvaatimus. Kiitoksia. Herra Silva Pereira, minuutti. Activez votre Este novo pacote de... Kiitos, puhemies. Tämä uusi sääntelypaketti on erittäin tärkeä, kun sen tarkoituksena on vakauttaa rahoitusmarkkinoita, että ne selviytyvät paremmin häiriöistä ja taata parempaa palvelua kansalaisille pankkivalvonnan säännöt edellyttävät myös kansainvälisten sääntöjen noudattamista ja kaikkein tiukimpia sääntöjä. Kaikkein suurimpien pankkien täytyy lisätä myös omia varojaan, jotta ne olisivat sietokykyisempiä. Tämä totta kai tulee käyttöön siirtymäkauden jälkeen niin, että pankit voivat myös sopeutua uusiin vaatimuksiin ilman, että kuitenkaan viedään pohjaa niiden liiketoimintamallilta. Haluaisin kiittää herra Högmark ja herra Simonia erinomaisesta työstä ja hyvästä yhteistyötä, jota me olemme harjoittaneet, jotta saamme hyväksytyksi nämä toimenpiteet, jotta voidaan riskejä vähentää pankkialalla. Meidän täytyy jakaa riskejä, muutoin emme saa aikaan pankkiunioni, joka olisi nimellisen arvoinen. Herra Marias, minuutti. Kiitos puhemies. Nämä sääntelyt olivat välttämättömiä kriisin jälkeen, jota joudumme koko, kokemaan kymmenen vuotta sitten. Ja veronmaksajat pelastivat pankit ja pankit sitten sen jälkeen ennen kaikkea Kreikassa yrittivät äh, sitten äh, antaa lainoja näille veronmaksajille. Me tarvitsemme valvontaa ja me tarvitsemme erilaista valvontaa pienille pankeille ja luottolaitoksille. Ja tietysti me tarvitsemme myös valvontaa liittyen siihen, minkälainen on pankkien ja tiedotusvälineiden suhde, koska monet omistavat radio- ja televisiokanavia. Ja nämä ovat yleensä sellaisia, joita usein kritisoidaan. Ja näinhän me olemme myös Kreikassa nähneet, että meidän täytyy todellakin valvoa, että kuka on saanut lainoja. Sitten herra Kaafi, puolitoista minuuttia. Thank you. Kiitoksia. Toivotan tervetulleeksi monet näistä tärkeistä suuntauksista pääomavaatimuspaketissa, kuten esimerkiksi rahanpesun vastaiset toimet ja rajoitukset osinkojen suhteen. t ja monet pitävät riittämättävänä ratkaisuna pankeille, jotka ovat liian isoja kaatuakseen, mutta minun mielestäni tämä ei ole mahdollista ilman pankkien rakenteellista muutosta. Pankkien kriisinratkaisudirektiivi on jo osoittanut olevansa toimiva, jotta veronmaksajan ei tarvitsisi pelastaa pankkeja. Aivan prosessin alusta asti olemme osoit- sanoneet, että äm, tämä pääomavaatimustaso on vain kolme prosenttia. Olemme olleet huolissaneet siitä. Meidän äm, on suositettu vähintään viiden prosentin äm, omavaraisuusastetta äh, systeemisesti merkittäville pankeille, joten meidän täytyy nyt varmistaa, ettei rahoitusvakaus vaarannu. On hyvin vaikea erottaa nämä liian suuret pankit paras tapa on erottaa investointipankkitoiminta vähittäispankkitoiminnasta. Hmm, lainsäätäjät eivät ole onnistuneet tässä, se on mielestäni uskomatonta ja kaikki kaikki EU-instituutiot ovat epäonnistuneet tässä, eivätkä ole vastanneet niihin kansalaisten odotuksiin, joita meille on esitetty. Herra Urta, sun minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin osoittaa sanani ranskalaisille ja parisilalle johtuen tämän kammottavan tulipalon vuoksi Notre Damein kohdalla. Se on kammottava uutinen tämä musta päivä eurooppalaiselle kulttuurille – Haluaisin esittää myötätuntoni myös palomiehille, jotka pyrkivät sammuttamaan tämän tulipalon mahdollisimman nopeasti. Ja muutama sekunti, mitä jäljellä vielä kiitäkseni herra Höökmarkia erinomaisesta työstä yhdessä. Minusta me olemme saamme aikaa hyvää realistiat lakissa, että voidaan selvitä seuraavista kriiseistä. Ja haluaisin kiittää siitä, että hän hyväksyy myös meidän ehdotuksemme lisäsuojan antamiseksi niin, että piensäästäjät eivät joudu loukkuun, kun pelastetaan pankkeja, kuten aiemmin on tapahtunut. Minusta me menestyksellisesti saimme sen mukaan tekstiin ja siitä kiittäisin. Madame Pietikäinen. Rouva Pietikäinen, puolitoista minuuttia. My deepest sorrow uh, for the... Minä todellakin olen surullinen tämän kulttuuriperinnön tuhoutumisesta. Tämä on kauhea ei ainoastaan parislaisille, vaan koko Euroopalle. Tässä on saatu iso paketti päätökseen finanssikriisin jälkeen riskien stabiloimiseksi. Ja ja tässä on otettu ennen kaikkea vaatimukset huomioon ja haluaisin kiittää ja onnitella esittelijöitä hyvästä työstä. Mutta minä haluaisin muistuttaa komissiota ja tulevaa parlamenttia ää, ää, kysymyksistä, jotka vielä löydämme edestämme. Niin kutsuttu liikanen paketti, joka liittyy juuri investointi- ja vähittäispankkitoimintaa. Tässä on riskejä liittyen finanssikriisiin. Nämä liittyvät juuri esimerkiksi investoihin ähm, fossiilisiin polttoaineisiin. Merci. La parole... Seuraavaksi herra Tang, minuutti. Thank you, chair. Um... Kiitos äh, puhemies ja todella Pariisin uutiset ovat kauhistuttavia ja surullisia. Mandaatin lopuksi pohdimme myös, että olemmeko oppineet rahoituskriisistä. Ensinnäkin meillä ei ole vielä eurooppalaista sääntöä, joka eri, erittäis, äh, er, er erottaisi investointipankit, vähittäispankit ja meidän pitää vielä ö, äh, vakuutusjärjestelmä varmistaa ja pankit ovat alipääomitettuja. Siksi olen iloinen tästä säännöistä. Systeemisesti merkittävien pankkien täytyy olla vakaampia. Nämä uudet säännöt myös menevät kohti kestävää rahoitusta. Euroopan pankkiviranomainen voi arvioida ihmisiin ja planeetaan kohdistuvaa riskiä. Me voimme oppia kriisistä ja ennakoida uusia kehityssuuntauksia. Tämä paketti on tärkeä askel eteenpäin, mutta työtä on vielä tehtävänä. Kiitoksia. Kiitos, herra Starbatti. Minuutti. Presidentin. Rouva puhemies. Kyllä Saksan aikaisempi liittopresidentti puhui siitä, että riskejä oli allihinnoiteltu. hinnoiteltu Esimerkiksi juuri euroalueen etelässä otettiin suuria riskejä ja reaalikorot olivat miinuksella. Ja sitten kun korot kasvoivat, niin sitten näillä mailla oli liikaa velkaa. Tämä oli oravan pyörä. Ja sitten mitä Saksassa tehtiin, se kun äh, ostetaan valtion velkakirjoja, siihen liittyy riskinsä, siinä täytyy olla riittävästi omaa pääomaa, mutta tässä täytyy sitten kuitenkin maksaa enemmän korkoja. Tätä ei haluta, eli edelleen on tämä alihinnoittelu olemassa. Ja joskus koko koko tämä järjestelmä räjähtää käsiin. Kukaan ei ole uskonut näitä varoituksia, mutta valitettavasti ne ovat tosia. Lopuksi herra Viegas, minuutti. Muito obrigado. Já lá vão mais de uma década sobre a crise financeira de 2000. Kiitoksia. Vuosikymmen on jo kulunut rahoituskriisistä vuodesta 2008 Äh, miljoonaa euroa on käytetty äh, pankkien äh, pääomittamiseen, 16 miljardia euroa, 10 prosenttia Portugalin BKTstä ja 11 vuotta kriisin jälkeen ja kymmenien direktiivin jälkeen kysymys kuuluu, mitä edistystä on tapahtunut. Portugalissa me esitämme itsellemme tämän kysymyksen, koska se ei ole niin selvää. Hyvin paljon euroja on käytetty uusiin pankkeihin 2018 ja 2019 ja hallituksen vakauttamisohjelmassa vielä 2,5 miljardia euroa vuodelle 2020-2021. Meillä sanottava suoraan nämä direktiivit ja asetukset ovat pelkkää kosmetiikkaa julkista valvontaa on, siitä on esittävä kysymys. On toimittava talouden puolesta eikä pankkien puolesta. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Keskusteluilla puhujan luetteloa nyt herra Caputton kanssa, joka päättää myös sen. Grazie, grazie presidente. Kiitos puhemies. Tie kohti pääomaunionin opettamiseksi on, pit, ei ole, on vielä pitkä. Meidän täytyy kuitenkin tulevia kriisejä pyrkiä välttämään. Jäsenvaltion täytyy taata, että on riittävästi tappiot katettu rahoituslaitoksissa niin, että ainakin vähennetään vaikutusta itse järjestelmään ja veronmaksaja olisi tärkeää nyt nähdä, että viranomaiset saisivat myös toimivaltaa puuttuakseen vaikeuksissa oleviin laitoksiin, kuten välttämätöntä myös saada rättyrittävät markkinat, että kaikki kuluttajat voivat hyödyntää myös myönteisiä vaikutuksia, joita integroitu unioni tuottaa täytyy kiinnittää huomiota myös, myös siihen, miten arvioidaan riskejä, jotka liittyvät ympäristöön ja sosiaalikysymyksiin niin, että voidaan suosia näiden riskien huomioiden riittävässä määrin uudet säännöt menevät kyllä tähän suuntaan, että voidaan vähentää riskejä rahoitusjärjestelmässä niin, että taataan kuitenkin, että pankit ovat aktiivisempia, että voidaan saada aikaan kasvua, kehitystä ja investointeja. Kiitos, koska se loppui tähän, niin herran Dombrovskis saa päätettävän keskustelun. Madam Chair, uh, honorable members. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Minäkin haluaisin ilmaista shokkini Notre Damen kauhistuttavasta tulipalosta. Se eh, maamerkki ei vain Pariisille tai Ranskalle, vaan koko Euroopalle ja maailmalle, joten on todella surullista nähdä sen eh, liekeissä. Sitten palataan pankkipakettiin. Pankki-uudistuspaketti eh, on tärkeä askel kohti riskien vähentämistä rahoitusalalla, joten haluaisin vielä kerran kiittää teitä teidän tuestanne tälle paketille. Jos te hyväksytte tämän paketin huomenna, niin nämä riskivähennykset eivät ainoastaan vahvista eurooppalaista pankkijärjestelmää ja lisää luottamusta markkinoihin, vaan ne luovat myös pohjan pankkiunien loppuun saattamiselle esimerkiksi tämä yhteinen kriisin ratkaisu järjestely. Tämä tekee meidän rahoitusalastamme vahvemman ja vakaamman ja toivottavasti se luo pohjan talous- ja rahaliiton syventämiselle. Siksi pyytäisin, että hyväksyisitte tämän poliittisen yhteisymmärryksen huomenna. Vielä kerran kiitoksia. Merci. Kiitos. Esittelijä vielä, jos joku haluaa. Herra Hökmark. Madam Speaker, Arvoisa puhemies. Ensinnäkin Rouva Beresille ja kaikille ranskalaisille kollegoille surullisia uutisia Pariisista, surullisia uutisia meille kaikille, koska Notre Dame on Notre Dame. Historiassa ja tarinoissa, mutta se on myös kulttuurinen maamerkki. Ja se pysyy vahvana. Mitä pankkipakettiin tulee, niin täällä on sanottu hyvin paljon, mutta mielestäni voidaan sanoa, että maisema on muuttunut. Euroopan pankkisektori on paljon vahvempi, mutta se voi myös paremmin toimia kriisitilanteissa ja uusia kriisejä tulee Kysymys kuuluu vain, miten me pystymme niitä käsittelemään. Ja minä olen vakuuttunut siitä, kun, se, kun BRD on otettu käyttöön ja se muutos, josta me päätämme nyt hierarkiasta, T-lakista ja valvontaviranomaisista, niin tilanne paranee, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikki tulevat ongelmat on ratkaistu mutta me olemme luoneet kuitenkin mekanismin niille, jotka ovat vastuussa joka tilanteessa ja joiden täytyy tehdä parhaansa ongelmien ratkaisemiseksi. Olen tyytyväinen näistä saavutuksista. Tämä on viimeinen mietintö, jonka esitän tälle täysistunnolla. Olen erittäin ylpeä, että olemme saavuttaneet tämän yhdessä. Ja minä ihailen kollegoja jotka tulevat eri poliittisista ryhmistä eri puolelta Eurooppaa. Tämä on ollut minulle fantastinen 15 vuotta ja innolla seuraan tulevia töitä kotisohvaltani. Kiitos. Hyvät kollegat, vaikka äh, kaikilla kollegoilla oli hyvin tiukka puheaika, monissa puheenvuoroissa käytettiin puhuttiin Notre Damein tulipalosta, maailman kulttuuriperinnön tulipalosta. Tämä oli osoitus solidarisuutta Ranskaa kohtaan ja ranskalaisia kollegoja kohtaan. Ja juuri tässä hengessä teimme kaksi ja puoli vuotta yhteistyötä ja tässä hengessä tämä parlamentti tekee yhteistyötä. Jos katsomme, mitä tänään kritisoitiin, kun katsomme äärioikeistoa ja äärivasemmistoa, niin voin huomata, että keskustelun päätteeksi kritisoijat ovat eh, suurimmaksi osaksi lähteneet täältä, mutta ne, jotka kaksi ja puoli vuotta ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä, ovat täällä vielä. Ja tämä voi olla vain suuntaviivana tulevan parlamentin työlle, koska työhän ei ole päättynyt eh, tulee Basel 4 ja Basel 3 loppuun saattaminen ja tämän parlamentin on valittava tiensä. Kuljemmeko sitä tietä, että saamme aikaan enemmän turvallisuutta ja samanaikaisesti helpotamme niiden taakkaa, jotka eivät aiheuttaneet viimeistä kriisiä ja jotka tänä päivänä vieläkin ovat vakaita ja vähäriskisiä. Jos toimimme viimeisen kahden ja puolen vuoden hengessä. Katsomme, mitä tarpeita on, mitä asioita on huomioitava. Jos me tämän teemme solidaarisesti ja yhteistyössä, vakautamme pankkeja, mutta emme naapurin kustannuksella saamme aikaan turvallisuutta kaikille ja tasapainoisia etuja ympäri Eurooppaa, niin sitten uskon, että tulevaisuudessakin meillä tulee olemaan hyvää yhteistyötä ja turvallisempi rahoitusjärjestelmä Euroopassa. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys toimitetaan huomenna. Sitten herra Fernandesin mietintö. Valtion velkakirjavakuudelliset arvopaperit. Herra Fernandes, olkaa hyvä. Pidemmittä puhetta. Buenas noches. Hyvää iltaa ja kiitos puhemies. Tervetuloa varapuheenjohtaja Dombrovskis. Todellakin aika hankalaa käydä tätä keskustelua tänä iltana, kun seuraa uutisia, joita tulee Pariisista. Tämä kammottava tulipalo, joka tuhoaa kulttuurisista kohteistamme, mantereillamme, Euroopassamme, tässä maassa, maailmassa, joka on yhä mutkikkaampi ja hankalampi. No joka tapauksessa keskustelu nyt käydään, tämä viimeinen keskustelu, joka käydään tästä sääntelystä, jotta saadaan aikaan valtiovelkakirjoja. Äänestys on huomenna. Meillä on asetusehdotus, jonka komissio esitti jokin aika sitten, ja se oli aika hankala. Haluaisin kiittää ensinnäkin tuesta ja yhteistyöhengestä kaikkia varjosittelijöitä eri ryhmissä. Mutta kun se ei ollut kovin helppoa, niin kuitenkin saatiin aikaan sopimus pari viikkoa sitten vasta. Ja toivottavasti saadaan laaja tuki myös huomenna äänestyksessä. Me keskustelemme nyt siis pank- keskustelemme pankkipaketista, huomenna huomenna äänestämme siitä. Me tarvitsemme vakaamman pankkijärjestelmän niin, että selvitään eri riskeistä jatkossakin. Mutta nyt sitten keskustelemme ja huomenna tästäkin toimitetaan äänestys. Miten näissä kriiseissä 2010-2012 esimerkiksi, koska silloin tulee alijäämää ja nämä julkinen ala alijäämä vaikeuttaa sitten luotonsaantia monissa maissa. Ja siksi haluttiin jonkinlaista tukea myös Euroopan instituutioilta. Tarvitaan turvallinen pankkiunioni, mutta yhtä lailla on tärkeää, että meillä kansalliset tilit ovat kunnossa ja vakaita, vaan myös on välineitä, joiden myötä voidaan torjua, estää näitä likviditeettikriisejä, joita 2010-2012 tuli vastaan. Ja minä uskon, että komission ehdotus, josta täällä keskustelemme parlamentissa, on mennyt hyvään suuntaan ja parlamentti on pystynyt sitä myös parantelemaan niin, että saadaan lisää valmiuksia eurooppalaisille viranomaisille harjoittaa valvontaa silloin, kun julkista velkaa arvoperistetaan, niin että saadaan parempia valmiuksia myös valvontaa näissä tuotteissa. Ja minä uskon, että olemme pystyneet parantamaan laatua näissä ylimmissä etuoikeusluokissa, jotka ainakin lyhyellä aikavälillä johtavat siihen, että voidaan päästä vähempiin riskeihin ja saadaan aikaan eurooppalaisia arvopaperimarkkinoita, että se myös sitten helpottaisi pankkien asemaa. Totesin, että neuvottelut ovat olleet vaikeita viime kuukausina, mutta me saimme aikaan kuitenkin parlamentissa laajan sopimuksen, joka tähtää siihen, että uudistetaan euroa niin, että meillä olisi välineitä, että ei koettaisi sellaisia kriisiä kuin 2010-2012 tarvitaan sellainen turvallinen pankki, ympäristö, kuten tässä todettiin, me tarvitaan myös välineitä, jotta valtiot selviytyisivät tulevista kriiseistä ilman, että täytyy sitten turvautua näihin syklin myönteisiin pelastusohjelmiin, ja aiheuttaa vaikeuksia Euroopan taloudessa. Ja siksi tämä on askel eteenpäin, päättäväinen askel, mutta kyllä se vielä kaivalta edessä on, niin että päästään euroalueeseen, joka on vakaa, niin että sillä on sietokykyä myös näissä tulevissa kriiseissä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Herra Dombrovskis, olkaa hyvä. So, <clears throat> uh, uh. Madam Chair. Uh, no niin, hyvä puhemies, arvoisa esittelijä, arvoisat jäsenet. On hyvä, että me käymme tätä tärkeää keskustelua tänään valtion velkakirjavakuudellisista arvopapereista. Nämä valtion velkakirjavakuudelliset arvopaperit tai SBBS-arvopaperit ovat papereita, jotka on luotu niin, että saamme aikaan tehokkaammat pääomamarkkinat. Ne voivat eh, lisätä riskin jakamista erityisesti rajat ylittävästi ja antavat pankeille ylimääräisen eh, välinen. Eh, tämä helpot, heikentää pankkien ja valtion välistä yhteyttä, joka on, oli erityinen heikkous velkakriisissä Euroopassa. Joitakin esteitä SBBSille on. Ne ovat sään, menettelyllisessä äh, heikemmässä asemassa. Meidän ehdotuksemme tarkoituksena on mahdollistaa ne ja antaa niille sama äh, sääntely kohtelu kuin äh, valtion velkakirjoille. Nämä ovat pelkästi yksityisen sektorin välineitä yksityisen sektorin käyttöön. Haluan myös korostaa sitä, että meidän ehdotuksemme ei mitenkään muuta euroalueen valtionvelkakirjojen kohtelua. Äh, haluaisin kiittää esittelijää herra Jonas Fernandesia ja kaikkia Ekon valiokunnan kollegoita heidän kovista ponnisteluistaan tämän asian parissa, joka mahdollisti se, että 21. maaliskuuta tämän puolesta saatettiin äänestää. Ja olen äh, vakuuttunut siitä, että äh, tämä täysistunto jos äänestää tämän puolesta, niin se välittäisi tärkeän viestin neuvostolle, kuinka tärkeä tämä asia on parlamentille ja komissiolle. Ja tällä tavoin neuvosto asettaa tämän uudelleen prioriteettiasemaan. Kiitoksia. Kiitos. Sitten kuulemme ryhmiä. Kansanpuolen puolesta herra Gerhold, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos, puhemies komission jäsenen tämä ehdotus sääntelyn vähentämiseksi on erittäin tärkeä, kun puhumme rahoitusvakaudesta. Tätä kautta saadaan enemmän varmuutta ja saavutetaan myös integraatiota. Tämä koskee ennen kaikkea muita tuotteja ja tätä kautta sitten vähennetään myös riskejä kotitalouksille, koska riskit siirtyvät yksityiselle sektorille ja johtavat siihen, että investoijat voivat diversifioida tuotteitaan. Ja tässä mielestäni hyvä lähtökohta ja tämä liittyy siihen, että halutaan jatkaa finanssikriisin jälkeen. Ja tässä on pragmaattinen ratkaisu. Ja tässä tulisi nyt kulkea tätä tietä, mutta ei pitäisi kuitenkaan mennä liian pitkälle, koska se saattaisi sitten taas epävakauttaa markkinoita. Ja toivoisin, että näin toimittaisiin myös muillakin aloilla. Eli meidän täytyy olla kauaskantoiset tavoitteet ja meidän täytyy toimia maltillisesti. Kiitos. Merci. Kiitos. Herra Paket, minuutti. Esiherra puolesta. Kiitos. Minulle on myös hieman vaikea puhua täällä, kun Notre Dame palaa. Se koskee meitä kaikkia. Tämä on sekä historiallinen että kulttuurinen katastrofi ja se koskee koko Eurooppaa. Meillä on nyt ehdotus, joka vahvistaa finanssijärjestelmää. Me emme voi ratkaista kuitenkaan tätä ongelmaa synteettisten finanssituotteiden kautta, jotka sitten johtavat epävakauteen. Vähän niin kuin USA toimittiin kaiken maailman hypoteekkeja ja muita tuotteita ja sitten ajateltiin, että riskit häviävät, mutta näin kuitenkaan ei käy. Ei ole ollut riittävästi avoimuutta. Mutta tulevaisuudessa meidän täytyisikin toimia eri tavalla. Tässä on tietysti myös ketjureaktion kriisitilaisuudessa ja me tarvitsemme parempia sääntöjä, että me voimme parantaa pankkisektoria. Kiitos. Kiitos. Alden puolesta Calve Chambon. Gracias. Kiitos puhemies. Varapuheenjohtaja Parahin Honas, hyvät kollegat, kiitos totta kai. En, en voi puheenvuoroni aloittaa sanomatta, että osa Euroopan hengestä on katoamassa, eli osanottoni ranskalaisille ystävällinen ja kaikille eurooppalaisille. Ja totta kai me olemme nyt rakentaneet jotain muuta ponnisteluin, kuten Notre Damein Euroopan unioni ja euro ovat sellaisia rakennelmia myös. Ja niin ovat nekin hauraita. Ja edelleen tässä menetetään koko ajan myös otetta, myös euron kohdalla. Siksi tämä on hyvä, tervetullut pyrkimys, jonka komissio on tehnyt, ja kiitos muuten esittelijälle ja varjoesittelijöille niin, että Allenkin mielestä olisi eurooppalaista omaisuuserää, joka on sidottu myös euroon, eurooppalaisen yhtenäisvalottaan. Tässä on puhe yhteisvastuullistamisesta. Ikään. Ei tässä ole mitään sellaista. Valittelen, että ei ole, mutta ei sitä ole siellä. Ja siinä puhutaan siitä, että mitä markkinat eivät ehkä halua, mutta, mutta totta kai haluamme, että ne toimisivat. Katsotaan sitten, mitä markkinat sanovat. Tämä on eurooppalainen tuote, joka tukee eurooppalaista yhtenäisvaluuttaa. Se edellyttää, että diversifioidaan omaisuuseriä niin, että kevennetään myös tätä niiden maiden osalta, jotka ovat kuristuneena velkaan. Ja totta kai sillä omat vaikutuksensa myös siihen, miten voidaan kohentaa sosiaalista politiikkaa esimerkiksi. Se tarkoittaa, että päästään eroon kaikista esteistä luoden enemmän ja parempaa euroa niin, että meillä on tällaisia välineitä tar- tukenamme. Eikä tässä ketään sysätä syrjään valtioista euroryhmässä, ei ketään. Päinvastoin, koska muuten se olisi jo jäänyt pääsemättä tavoitteeseen. Ei. Jos ei se sitten saksalaisia ja ranskalaisia miellytä, niin verottakaa parempaa. Nyt täytyy pää pystyssä mennä eteenpäin, koska olemme jotain saaneet sentään ja voimme ylpeänä puolustaa näin euroa. Ja sitten Kue, ryhmän puolesta herra Schirdevan, puolitoista minuuttia. Ja, dank, Frau President. Paljon kiitoksia äh, puhemies, hyvät kollegat. Kun vasta vähän äh, muutama äh, minuutti sitten puhuimme rahoituskriisin seurauksista pankkisektoriin. Minusta on yllättävää, että tämä parlamentti luottaa aivan liiallisesti rahoitusmarkkinoihin, vaikka viimeistä rahoituskriisistä ei ole niin kauan, ja jarruttamattoman keinottelun äh, seuraukset arvopaperisiirtoilla tuotteilla, niin meidän pitäisi muistaa se. Ja samoin kuin äh, arvopaperistetut ähm, kiinnetuotteet ovat äh, tehneet markkinasta vakaammat, niin nämäkin valtiovelkavirkolliset arvopaperit vakauttaisivat euroa. Näin ei tule olemaan. Äh, se ei myöskään korjaa euroalueen rakenteellisia vikoja. SPBS on pelkästään oireiden hoitoa, mutta ei sairauden syyn poistamista. Ja nämä rakenteelliset virheet, jotka estävät vakaan rahoitusunionin, niitä ei pystytä alkemialla poistamaan tarvitaan valtiovelkakiljat, jotka jäsenet takaavat. Saksan ja muiden ei pidä enää harjoittaa epäreilua talouspolitiikkaa. Tarvitsemme julkisia sijoituksia ähm, heikommille, äh, taloudellisesti heikommille alueille. Tällä tavoin voitaisiin luoda todellisia eurooppalaisia valtion äh, joukkovelkakirjoja. Kiitos. Herra Urtasun minuutti. Kiitos puhemies. Aluksi kiittäisin ja onnettelisin kollega Kunnasta se ei ollut helppoa viedä tätä eteenpäin, se on tunnustettava ja mielestäni hän pärsi hyvin. Ja totta kai olen sitä mieltä, että ei tämä ratkaise rakenteellisia ongelmia, joita eurossa on. Se tiedetään. Eurovelkakirjat eivät mitään ratkaise, vaan tarvitaan myös jotain finanssipoliittista kykyäkin, ja tämä ei ole sen mittainen, eikä tästä pääse eroon valuvioista, joita siinä on. Ja totta kai herra Fernas totesi, että hän on hyväksynyt kuitenkin joitakin meidänkin ehdotuksiamme liittyen SPPS. Ja se on totta kai tärkeää, että ESMA saa enemmän kykyä valvoa selkeällä tavalla myös joukkovelkakirjojen likviditeettiä, että SPPS ei tule kielteisiä vaikutuksia, että niitä voidaan todellakin valvoa tältä osin, niin että ei tule näitä järjestelmäriskejä ja totta kai pitäisi myös saada aikaan tätä makrovakavaraisuusvalvontaa. Eli kiitos herra Fernandes hänen tekemästään työstä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Herra Funtulis, minuutti. Για μια ακόμη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση μηχανεύεται τρόπους... Kiitos. Euroopan unioni on keksinyt välineitä tukeakseen finanssisektoreita – ja nyt arvopapereita tarjotaan rajat ylittävästi ja ne pohtavat valtion velkakirjoihin. Mutta Kreikassa on koettu, että korot ovat laskeneet nollaan ja jotkut valtion velkakirjat tai niiden arvo on pientynyt 53 prosentilla. Me olemme kokeneet velkakriisin Kreikassa. Velkoja leikattiin ja piensijoittajat sitten hävisivät, mutta myös suuret yritykset, kuten vakuutusyhtiöt. Mutta silti tämä on viety läpi. Palkkoja leikattiin, eläkkeitä leikattiin ja nähtiin vielä kerran, että väärä politiikka euro unionissa on sellainen, jotka sitten kansalaiset joutuvat kantamaan. Kiitos. Herra Marias, minuutti. Rahoituskriisi toi mukanaan hyvin paljon ongelmia, erityisesti Kreikassa. Meillähän oli tämä PSI, nimittäin valtion velkakirjojen leikkaus. Tämä syöksi tuhannet piensijoittajat köyhyyteen. Heillä ei ole enää varaa edes lääkäriin. Samanaikaisesti leikattiin valtionvelkakirjoja Ne olivat valtionvelkakirjoja, jotka pitivät yllä erityisesti vakuutusyrityksiä. 12 miljardia euroa katosi tällä tavoin. Mitkä jäivät ulkopuolelle? No, Euroopan keskuspankin pankit tällä tavoin. Keskuspankki sai voittoa ja Kreikan talous tuhottiin. Euroalueen ongelmia ei ratkaista päänsärkypulverilla. Tämä ehdotus on sellaista. Me tarvitsemme todellista unionin perusrakenteiden muuttamista. Me tarvitsemme euroaluetta, joka hyödyttää kansalaisia. Keskustelussa on puheluottelu ei ole halukkaita, eli herra jäsen Sandobrovskis saa välittömästi puheenvuoron. Madam Chair, honorable members. Puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, vielä kiittäisin teitä tekemästänne työstä. Ehdotuksen parissa, jota saadaan aikaan sääntelypuitteet SPBSille – ja no, kuten aiemmin totesin, toivoin, että tämä tärkeä aihe saa uutta pontta myös neuvostossa. Komissio on kirjannut ylös huomiot, joita parlamentti on tehnyt. Me paneudumme niihin tarkkaan, niin että voidaan käydä hyvää keskustelua neuvostonkin kanssa jatkossa. Eli vielä kerran kiitos herra esittelijä, herra Fernandes, ja kiitos tämän päivän keskustelusta. Thank you, commission. Kiitos komission jäsen. Ja nyt vielä esittelijä Fernandes. Sí, buenas noches. Niin, vielä kerran hyvää iltaa. No, kahden minuutin ajan minäkin vielä kiittäisin vilpittömästi kaikkia esittelijöitä tämän asian parissa. Ja kuten totesin, neuvottelut käynnistyivät eri tarkistukset, jotka menivät nurin. Ja sitten kuitenkin, voidaan sanoa, että se oli aika hankala, mutta viime kuukausina kuitenkin kaikki ryhmät ovat osoittaneet selvää omistautumista, että saadaan aikaan sopimusaikaan. Ja niin saatiinkin. Vielä kollega Jakobille toteaisin, että hän oli osan myös esittelijänä hänen työnsä asio, ansiosta ja kun hän neuvottelussa oli mukana, kun hän kantoi huolta tästä, niin ilman tätä emme olisi selviytyneet. Minä uskon, me päätämme kauden suurella urakalla tämän keskustelun huomisen äänestyksen myötä osoitamme, että parlamentti on halunnut viedä euroalueita eteenpäin. On erittäin tärkeää tämän äänestyksen myötä. Otetaan askel eteenpäin euroaluetta rakennettaisiin, että se olisi vakaa. Emme totta kai kaikkia viedä eteenpäin, kuten haluaisimme, mutta pikkuhiljaa kuitenkin. Ja minä sanoisin, että parlamentti osoittaa myös eurooppalaisen kompromissihenkeä. Eurooppalaisessa hengessä toivottavasti sitten seuraavalla kaudella neuvostokin pääsee eteenpäin tämän säädöksen osalta, koska me olemme valmiita kyllä eri neuvotteluihin ja toivottavasti neuvosto pystyy myös saman aikaan sopimuksen tulevina kuukausina. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti kollegat. Keskustelu päätyy äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava kohta esityslistalla yhteiskeskustelu Euroopan finanssivalvontajärjestelmä. Mietintö Herra Karasilta ja Rouva Beresilta. Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat. Ja sitten vielä Herra Karasin ja Rouva Veresin mietintö, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen. Ja kolmas mietintö kollegoilta Karas ja Beres, rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus ja jälleen vakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen. Keskustelu. Aloitetaan antamalla puheenvuoron ensin herra Karasille. Frau President. Hyvä puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On tämä kyllä erikoista. Kymmenen vuotta sitten minä kirjoitin suuren mietinnön suuren talous- ja rahoituskriisin vaikutuksista ja syistä yhdessä ranskalaisen Pervanche Peresin kanssa. Sitten viimeisen kauden päätin tarkastamalla Troikaa ohjelmamaissa ranskalaisen kanssa. Ja tänään me taas esittelemme yhdessä kolme ö, mietintöä. Jälleen ranskalaisen kanssa, per Perez, ja nämä ovat minun viimeiset mietintöni. Ja samanaikaisesti Notre Dame romahtaa. Me kaikki voisimme tänään iloita näistä mietinnöistä, kuitenkin olemme kaikki surullisia, sillä jos Notre Dame romahtaa, ei vain pala, niin silloin romahtaa osa meistä, koska me olemme Eurooppa, me olemme osa Euroopan unionia ja me kummatkin yritimme aina voittaa ideologiset rajat ja asettaa keskiöön äh, se, mikä meillä on yhteistä. Ja me aina yritimme työskennellä asioiden parissa, emmekä toisiamme vastaan. Siksi olemme menestyksekkäitä ja siitä haluaisin sinua kiittää, Pervanche, sinun työstäsi tänä surullisena päivänä. Yksi asia tuhoutuu, toinen asia syntyy. Mutta toivomme, että, toivon, että Euroopan yhteinen voima rakentaa jälleen myös Notre Damin ei ehkä sellaisena kuin se kerran oli, mutta me emme saa koskaan luovuttaa. Tämänpäiväinen mietintö, nämä kolme mietintöä, jotka olemme yhdessä laatineet, ovat jo virstanpylväs. Kiitän sinua siitä ja kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä. Me luomme uusia toimivaltuuksia valvontaviranomaisille yhdistämällä erilaisia valvonta oikeuksia, myöskin rahanpesun ja terrorismin torjunta Keskeinen eurooppalainen valvonta rajat ylittäville rahoitustoimille. Vähemmän byrokratiaa, paremmin huomioidaan erilaisia kokoja, riskiprofiileja ja rakenteita, enemmän valvonnan konvergenssia parempien välineiden kautta – no action-kirjeet ja koordinointiryhmät, enemmän kuluttajan suoja ja se, että huomioidaan kestävät riskitekijät, enemmän valvontaviranomaisten vaikutusvaltaa, kun tehdään päätöksiä kolmansien maiden säännöistä ja enemmän demokraattista valvontaa Euroopan parlamentille. Me vahvistamme hallintoa tehokkuudella, nopeammilla päätöksillä ja sitä kautta, että vältämme eturistiriitoja. Enemmän äh, oikeuksia puheenjohtajalle ja vahvempi rooli Euroopan parlamentille. Budjetilla varmistamme, että viiden on riittävät määrärahat ja riittävästi henkilöstöä ja toivomme, että jäsenvaltiot noudattavat tätä toivomustamme. Ja me parannamme makrovalvontaa, jotta kaikenlaiset järjestelmäriskit pystyttäisiin tulevaisuudessa paremmin tunnistamaan. Nämä mietinnöt ovat sellaisia, että voimme olla niistä ylpeitä. Ne ovat vain siksi niin laadukkaita ja askel eteenpäin, koska olemme kaikki tehneet yhteistyötä. Toivottavasti tämä yhteistyö yli puoluerajojen mm, jatkuu myös vaalikampanjan jälkeen ja määrittelee myös tulevan parlamentin politiikkaa. Kiitoksia. Kiitos Ruva Beres, neljä minuuttia. le... Herra varapuheenjohtaja Parahinot Karas, todellakin toista kertaa teemme yhteistyötä ja pitää paikkaansa, että minä uskon, että olemme tehneet ihan yhtä hyvää yhteistyötä kuin viime kerrallakin. Komissio tarjosi hyvän ehdotuksen, johdonmukaisen ehdotuksen, jos jäsenvaltiot haluavat pääomamarkkinat, niin sitten täytyy vahvistaa myös valvontaviranomaisia. Ei se ehkä ole välttämättä odottaa seuraavaan kriisiin asti, että tajuttaisin, että kun kehittäjän markkinoita olisi hyvä, että olisi hyvä pystyä valvomaankin niitä, olivat sitten osallisuudet keitä tahansa. Ja pitää paikkaansa, Otmar Karas, kun tartutte toimeen rinnallani niin asiat eivät sujuneet kovin hyvin. Jotkut jopa pitivät sitä kuolleena, ja sen valtiot jopa iloitsivat siitä. Ja me pelastimme sen yhdessä. Teimme niin, että jäsenvaltiot eivät voi käyttää verukkeena sitä, että olisi poliittisesti hyödyllisempää olla tekemättä edistystä rahanpesua torjuttaessaan, vaan kantaa vastuu, että ei päästä kyllä eteenpäin rahanpesun torjunnassa, ellei myös sitten puututa olennaisimpaan, eli todelliseen kykyyn harjoittaa valvontavaltaa. Ehkä se oli vähemmän vaikeaa, mutta meidän on syytä olla kiitollisia tästä, että päästiin eteenpäin myös siinä, että voidaan saada jotain kestävyyttä valvontaviranomaisten toiminnassa, oli kyse sitten rahoitusmarkkinoista, kiinteistömarkkinoista tai vakuutusalasta. Yhtä lailla tämä koskee myös kuluttajasuojaa. Me otimme tärkeän askeleen eteenpäin senkin toimivallan osalta, joita on valvova, valvontaviranomaisella nyt pankki- ja vakuutusalalla. Minä uskon, että sekin on askel oikeaan suuntaan. Ja sitten jotkut kollegat tekivät aloitteen niin, että sinne saatiin myös tutkintaa, yhteistyötä, näinkin voidaan suojella kuluttajaa hyvin. Ja kunkin viranomaisen kohdalla me olemme myös kohentaneet sääntelyä myös pankkiviranomaisen kohdalla, jotta voidaan torjua rahanpesua. Se on ihan oikein ja normaalia, kun halutaan täysin riippumaton viranomainen ja myös sitten koordinoida viranomaisen toimintaa. Vakuutusalalla sitten olemme huomioineet todellisuuden – Usein on kyse vakuutustapauksista, jotka on ollut yrityksissä, valeyrityksissä, että myös ettei kuluttajasuojasääntöjä noudattaisi jossain toisessa jäsenmaassa. Ja nyt tässäkin valvontaviranomaisten toimivalta on vahvistettu ja sitä voi olla vain iloinen. Ja sitten ESMA saa paremman kyyn puuttua myös, kun joudutaan tietoja toimittamaan toimista rahoitusmarkkinoilla. Mutta taistelun ytimessä oli totta kai hallinto. Ja siinä olemme saaneet aikaan myös korjauksia päätöksentekoon, jotta se olisi paremmin tiedotettua myös eturistiriitojen kohdassa. Ja totta kai voidaan voisi päättää josta myös, jotta saadaan aikaan enemmistöä ja, ja sitten voidaan saada myös kirjallinen hyväksyntämenettely valvonnan yhteydessä silloin, jos unionin oikeutta on rikottu. Ja sitten totta kai siellä on kansallisten viranomaisten roolikin huomioitu rajat ylittävissä tapauksissa. Yhtä lailla viranomaiset joutuvat luomaan koordinointiryhmiä silloin, kun viisi kansallista viranomaista, jotka ovat toimivaltaisia, sitä edellyttävät. Mutta olkaamme rehellisiä. Ja herra puheenjohtaja, varmasti tekin joudut olemaan samaa mieltä diagnoosini kanssa. Tässä on tiettyä tekopyhyyttä neuvoston puolella nähtävissä, joka aina haluaa, että pääomamarkkinat saadaan, vaikka se on hyödyllistä reaalitalouden rahoittamiseksi, mutta kun halutaan vahvistaa myös hallintopuolta, niin sitten sanotaan, että pitää säilyttää valvontaviranomaiset sellaisina, jotka olisivat jäsenvaltion vetoisia laitoksia tässä olisi päästä eteen, eteenpäin. Ei välttämättä tänään, mutta tämäkin on vasta yksi vaihe. Thank you. Kiitos. Sitten ensimmäisenä, no komission puolesta varapuheenjohtaja Dombrovskis. Madam Chair, uh, honorable member. Rouva puhemies, arvoisat jäsenet. Tämä on erittäin tärkeää Rakennuspalikka pääomapankkiunionissa. Ja tämä on ollut erittäin vaikea paketti. Helmimaaliskuussa kävimme kolmikanta neuvotteluja ja me voimme käsitellä tätä asiaa vielä ennen vaalitautua ja se antaa varmuutta tälle alalle ja myös valvonta viranomaisille ennen kaikkea. Olen diagnoosista samaa mieltä, että mitä kunnianhimoon tulee, niin se on alhaisempi kuin mitä komissio alun perin on ehdottanut. Siitä huolimatta tämä tulos ei olisi ollut mahdollista en ilman Euroopan parlamentin rakentavaa asennetta. Euroopan parlamentti on näyttänyt neuvottelussa, että se on tietoinen valvontaviranomaisten roolista, mitä markkinoiden integraation tulee. Joten haluaisin kiittää esittelyitä Rova Beresia ja herra Karasia heidän tekemästään työstään ja saavutuksista ja toivon toki, että me saamme myönteisen äänestystuloksen tämä poliittinen sopimus on huomattava askel eteenpäin tätä voimme parantaa valvontamekanismeja EU:ssa ja tämä poliittinen sopimus on myös tukemassa rahanpesudirektiiviä vuodelta 2018. Tätä kautta pankkiviranomainen saa lisää toimivaltuuksia. Ja valvontaviranomaisilla on tärkeä rooli, kun puhumme konvergenssista ja siitä, että kaikilla eh, instituutioilla on samat lähtökohdat. Me tarvitsemme integroituja pääomamarkkinoita, mutta ne toimivat ainoastaan, jos kaikissa jäsenvaltioissa sääntöjä tulkitaan samalla tavalla. Tämän sovun avulla me saamme uusia välineitä ja tätä kautta voidaan tukea konvergenssia ja sitä, miten finanssisektoria valvotaan. Ja toivottavasti toimet ovat myös tehokkaampia ja koordinaatioryhmät sitten mahdollistaa sen, että valvontaviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä. Ja tässä on annettu myös ESMAlle lisätoimivaltuuksia. Mielestäni on hyvä, että tässä keskitytään myös kolmeen e, e, viranomaiseen ja lisäksi tässä otettu huomioon myös muun muassa finanssiteknologia. Tätä kautta voidaan päätöksentekoa tehostaa ja vahvistaa myös puheenjohtajan roolia ja hallintoa voidaan parantaa. Ja tässä saadaan myös riittäviä määrä rahat, vaikkakin komission ehdotuksesta investointien suhteen ei pidetty kiinni. Me saimme poliittisen sovun myös riskijärjestelmäkomiteasta sovun aikaisesti. Tämä on erittäin tärkeää valvontajärjestelmässä. Tätä voidaan taata rahoitusjärjestelmän vakaus. Ja tässä voidaan parantaa myös SRBn tehokkuutta. Kolmikantaneuvottelussa saatiin aikaiseksi kompromissi ja parlamentin tarkistukset otettiin tässä huomisin. Tässä on tehty myös julkista konsultaatio tämän, tästä kysymyksestä. Ja tässä varapuheenjohtajille myös on annettu vahvempi rooli. Ja niin kuin parlamentti pyysi, niin asetuksessa on myös vahvistettu sitä, kuinka väärinkäytösten paljastajia suojellaan. Kiitos komissio. Todellakin, Rova, Jurova, olkaa hyvä. Puhemies, varmitin jäsenet. Me pidämme tärkeänä sitä, että kaikki rakennuspalikat hoidetaan pääomamarkkinaunionissa ja myös pankkiunionissa. Hyvin tärkeä osa tätä kuvaa on löytää kelvollinen ratkaisu, jota voidaan ennaltaehkäisiä torjua, rahanpesua, terrorismirahoitusta rahoitusalalla, kun on ollut vakavia tapauksia tullut esille Euroopassa viime aikoina niin, että mukana on ollut myös eurooppalaisia pankkeja. Ja kuten tiedätte, tämä ehdotus vuodelta 2017 saa jatkoa 2018 omine elementteihin, jotta voidaan paremmin puhua myös rahanpesun torjunta ja määritellä uudelleen kolmen valvontaviranomaisen rooli näiltä osin. Me olemme erittäin tyytyväisiä, että poliittinen yhteisymmärrys saatiin aikaan tässä tärkeässä aiheessa. Uudet säännöt takavat sen, että toimivat, joka liittyy ennaltaehkäisyyn ja riskien lieventämiseen rahanpesun osalta rahoitusalalla, keskitetään Euroopan pankkiviranomaiselle. Uudet puitteet vahvistavat myös sen toimivaltaa keräten, analysoiden ja levittäen tietoa sen takaamiseksi, että kaikki asianomaiset viranomaiset vaikuttavasti ja yhdenmukaisesti harjoittavat valvontaa, rahanpesuriskiä ja tekevät yhteistyötä ja vaihtavat tietoa. Silloin kun unionin rikko, laki rikotaan, viranomaisen toimivalta on lisätty siltäkin osin, että voidaan ryhtyä toimii välittömästi, kun rahanpesusääntöjä rikotaan kansallisella tasolla. Tämä sopimus edellytti tiivistä työtä ja sitoutumista kaikilta osapuolilta ja minä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja puheenjohtajavaltio Romania heidän ponnistelustaan saada aikaan sopimus näin lyhyessä ajassa. Todellakin on hyvä nähdä, että kolme toimielintä ovat nyt yhtenä rintamana saaneen aikaan kohennusta tähän tärkeään aiheeseen. Kiitos. Thank you. Kiitos komission jäsen. Ja nyt sitten Rova Hupner, AFET-valiokunnan puolesta. Yeah, thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Eurooppalainen rahoitus rahoitusvalvonnan järjestelmä perustuu hyvin erityiseen rakenteeseen. Siellä on paljon jäseniä, kansallisia keskuspankkeja, valvontaviranomaisia ja EU-toimielin. Minun mielestäni se on myös osoittanut olevansa tehokas koordinointikeskus ja myös tiedonvälityskeskus, kun valvotaan riskiä EUn laajuisesti. Mutta oli tarve uudelleen tarkastella asetusta, ja ottaa huomioon muuttuvat konteksti ja institutionaaliset muutokset eri erityisesti liittyen pankkiunioniin ja siihen, että luodaan pääomamarkkinaunioni. Olen samaa mieltä komission jäsen Dombrovskitsin kanssa siinä, että olisimme voineet mennä pidemmälle muutoksessa, mutta on tapahtunut todellista edistystä, kun katsotaan vahvistettuja valvontavälineitä, vahvistettua avoimuutta ja riippumattomuutta, demokraattista valvontaa. Niitä on vahvistettu neuvotteluissa, ne vahvistavat myös EJRK-toiminnan vaikutusta. Kiitos. Rova Piettikäinen, puolitoista minuuttia. Sen 11 vuoden ajan, jonka olen ollut Euroopan parlamentin jäsen, meillä on ollut erilaisia keskusteluja Euroopan rahoitusmarkkinoiden yhteisestä valvonnasta ja myöskin pääomamarkkinaunionista. Jos haluamme luoda hyvinvoivan Euroopan, meidän on luotava yhteiset pääomamarkkinat. Ja jos me haluamme luoda yhteiset pääomamarkkinat ja pienentää rahoitusriskiä, niin silloin me todella tarvitsemme kunnollista eurooppalaista rahoitusvalvontaa. Ja samalla kun e-, onnittelen kumpaakin esittelijää siitä, että he ovat painostaneet jäsenvaltioita menemään pidemmälle ja onnittelen niistä merkittävistä askeleista, joita olemme tehneet, niin valitettavasti minun on nostettava esiin se kysymys, että me emme ole vielä päässeet tavoitteeseen. Ja on todella kovaa ja sydäntä särkevää minulle nähdä tämä jäsenvaltioiden vastustus siinä, että luotaisiin todellinen eurooppalainen rahoitusvalvonta. Sen pitäisi olla sen ainoan sen yksikön, joka toimii kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. En näe etua siinä, että on erilaisia jäsenvaltioiden kulttuureja tai asenteita valvontaa kohtaan, koska tässä jos missään, niin lyhytnäköinen kansallinen etu ei ole pelkästään vaara Euroopalle, vaan se on vaara eh, jäsenvaltiolle itselleen ja myöskin kansakuntiemme hyvinvoinnille. Kiitoksia. Kiitos. Rova Gill, kaksi minuuttia. Kiitos puhun mietinnöstä, jota on käsitelty jo hyvin äh, paljon ja oikeastaan jo luovuin toivosta, joten onnittelut molemmille esittelyille, Pervans Peresille ja Otmar Karasille. Täm, nämä uudistukset ovat tärkeä askel eteenpäin. Tämä on sääntökirja, jossa on yhtenäinen valvonta koko Euroopassa. Ja tätä kautta varmasti äh, pääomamarkkinat toimivat paremmin, mutta tärkeää on, eh, otetaan huomioon myös kuluttajan suoja. Tämä tarkoittaa sitä, että toksiset eh, pääomatuotteet kielletään ja otetaan hyömät ympäristö-, sosiaali- ja eh, hallintonäkökulmat huomioon. Minä olen kuitenkin huolissani siitä, että tällä ei ole mitään merkitystä, jos me emme käsittele rahanpesua tiukemmin, joten toivotan tervetulleeksi se, mitä komissaari Jorva sanoi. Pankit ovat menettäneet 20 miljardia arvoistaan viimeisen kuukausien aikana rahanpesun vuoksi. Sääntelyiden täytyy olla todella kunnianhimoisia, kun puututaan tähän ongelmaan. Ja kun annetaan nyt mahdollisuus siihen, mutta ehkä me ei kuitenkaan ole saaneet tasapainoa aikaiseksi kansallisen ja EU-tason välillä. Tämä on todellinen kapea linja, mutta se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden täytyy jatkaa eteenpäin tästä tilanteessa. Ja tämän Tämä juuri johti viime finanssikriisiin. Pankkien ja valvontaviranomaisten täytyy muuttaa toimintatapansa huomattavasti, jos pääomamarkkinaunioni tulisi toteutumaan ja että se palvelisi myös reaalitaloutta. Kiitos. Mr. Marias. Kiitos, edustaja Marias. Kiitos. Er- Edustaja Karas viittasi siihen mietintöön, joka hän teki kaksi-kolme vuotta sitten. Siinä oli kysymys Troikan roolista Kreikassa. Se oli erittäin tärkeä mietintö, mutta johtopäätökset, jotka olivat tässä mietinnössä, niillä ei ollut mitään seurauksia. Troikka jatkoi työtänsä Kreikassa ja mitään korvauksia ei myöskään maksettu eh, niistä vahingoista, joita syntyi. Herra Dijsselbloem jopa myönsi, että näitä vahinkoja on syntynyt. Ne toimet itse asiassa pelastivat euron ja ulkomaiset pankit, mutta eivät Kreikan kansaa. Jotta voitaisiin puuttua rahanpesuun, täytyy toimia. Tämä on avainkysymys. Kaikki nämä menettelyt ovat sellaisia, että ne täytyy käsitellä, jos haluamme demokratiaa Euroopan unioniin, jos haluamme, että tämä valvontajärjestelmä toimii oikealla tavalla. jos haluamme tämän likaisen rahan pesun vitsauksen kitkeä pois. Kuten komissaarit tietävät, niin edistyneet äänenpainot Euroopassa suosivat tätä pääomamarkkinaunionia. Ja täytyy muistaa, että mitkä ovat Euroopan pankkisektorin ongelmat, että varjopankkisektori on kasvanut kovasti ja sääntelemätön rajat ylittävä rahoituspalvelu. Tämä tuo mukanaan paljon riskejä ja epävakautta. Mutta mitä tähän näkemykseen tulee, niin se, että EUn valvontaviranomaisten lai- valtuuksia laajennettaisiin, se on ehdottoman tärkeää. Me ymmärrämme, että joissakin kohdin jotkut jäsenvaltiot tätä, tätä vastustavat. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa, että tämä tässä täytyy muistaa tämä varjopankkisektori, joka todella vaatii todella valvontaa, koska se on sitä vastaan. Ja juuri tämä sala, salais, salassapito ja tällainen valvonnan puuttuminen on johtanut siihen, että rahanpesu kukoistaa. Ja se on hyvä, että tässä valvontaa tiivistetään, mutta sitten kun nämä neuvottelut ovat nyt päättyneet, niin ne olisivat kyllä voineet olla paljon kunnianhimoisempia ja tulos olisi voinut olla parempi. Valvontaa pitää lisätä, meidän täytyy vähentää ja, ja kontrolloida rahoituspalvelutoimintaa, jota varjopankkisektorilla tehdään, jotta saadaan talouteen lisää vakautta. Kiitoksia edustaja Giegold, yksi minuutti, olkaa hyvä bericht äh, zur reform der europäischen finanzaufsicht zeigt den Tämä Niemin mietintö eurooppalaisesta valvontaviranomaisesta osoittaa, mikä on Euroopan tilanne tällä hetkellä. Euroopan komissio on toimittanut vahvan kannanoton ja tässä toivotaan, että saadaan aikaan eurooppalaiset rahoitusmarkkinat. Euroopan parlamentti on äh, sosiaalidemokraattien, liberaalien, vihreiden ja EPPn vahvalla enemmistöllä tuottanut ehdotuksia, joiden avulla voitaisiin mennä vielä pidemmälle, voitaisiin torjua rahanpesua, parantaa kuluttajan suojaa, lisätä rahoitusmarkkinoiden kestävyyttä ja hyvä näin, mutta surullista kyllä jäsenmaat, kun niiltä kysytään pankkiunionista tai, tai pääomamarkkinaunionista, niin sunnuntai-puheissa ne kyllä niitä puoltavat, mutta arki on sitten ihan toista. Täytyy rakentaa sisäiset päätöksentekomenetelmät, ne eivät ole vielä lähellekään eurooppalaista tasoa, ja meidän täytyy saada aikaan eurooppalaiset rahoitusmarkkinaunioni ja on erittäin surullista, että Saksan liittohallitus on tätä kaikkea vastaan. Kiitoksia edustaja Tang, kaksi minuuttia. EUn e valvontaviranomaisia on vaivannut eh, henkilökunnan resurssien ja raja-aitojen eh, olemassaolo. Ja sen takia eh, Onnittelen esittelijöitä siitä, että he ovat onnistuneet tässä yhte, yhteisen eurooppalaisen valvontaviranomaisen esittämässä, koska sitä tarvitaan yhteisten pääomamarkkinoiden valvonnassa. Se tekee meidän talouksistamme kestäviä. Niin kuin pankkipaketin yhteydessä keskustelimme aikaisemmin, valvontajärjestelyön täytyy pyrkiä eh, valmistautumaan myöskin tulevaisuuteen. Esimerkiksi Brexit mi, miten, mitä tapahtuu siinä vaiheessa. Luulen, että todellakin se, että missä määrin me pystymme pitämään yhtä, ratkaisee sen. Ja todellakin siis se mahdollistaa fintechin ja muun uuden kestävän rahoituksen, rahoituksen sekä terrorismin ja ra- rahoituksen ja rahanpesun estäminen Nämä kaikki liittyvät yhteen. Vieläpä kestä, vielä kestävästä rahoituksesta. Meidän valvontaviranomaisten täytyy varautua myöskin tähän. Ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoksen rahoittaminen, sitä ei ole otettu huomioon. Ne, se eivät ole eh, pankkien tai vakuutusyhtiöiden taseissa mutta niillä tulee olemaan merkitystä finanssialalle. Sen takia valvontaviranomaisen täytyy käyttää valtuuksiaan hyväkseen ja niiden täytyy pyrkiä varmistamaan, että nämä riskit hinnoitellaan ja ne otetaan huomioon sekä lyhyellä että keskipitkällä ja myöskin pitkällä aikavälillä. Ja onnittelen esittelijöitä siitä, että he onnistuvat vastaamaan myöskin tuleviin haasteisiin ja pyrkivät saamaan aikaan hyvin tasapainoisen lopputuloksen. Kiitoksia. Näin pääsemme puheenvuorojen äh, päätökseen. Varapuheenjohtaja Dombrovskis, olkaa hyvä. Uh, kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Paljon kiitoksia tämän päivän keskustelusta ja puheenvuoroistanne. Olen todennut, että vaikka tämä lopputulos ei ole niin kunnianhimoinen kuin minä ja eräät teistä toivoivat, olen yhä sitä mieltä, että poliittinen sopimus tekee mahdolliseksi luoda enemmän valvonnan lähentymistä tulevaisuudessa. Tämä on ratkaisevan tärkeä askel eteenpäin päämarkkinoilla omamarkkinaunionin luomisessa, joten jälleen kerran kiitokset molemmille esittelijöille, Beresille ja Karasille, ja toivon, että parlamentti tukee äänestyksessä huomenna tätä tulosta. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Karas, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa Euroopan kansalaisille, että nyt kun käymme läpi Euroopan parlamentin tämän vaalikauden viimeisiä viikkoja, niin pelkästään tänään meillä on ollut käsittelyssä 13 erillistä mietintöä, jotka on valmisteltu äh, talous- ja rahasiain valiokunnassa ja niistä sitten huomenna äänestetään. Ja me olemme kahdeksan vuoden ajan nyt rakentaneet tällaista eurooppalaista valvontajärjestelmää ja huomenna sitten päätetään kolmesta mietinnöstä, joiden nojalla saadaan aikaan eh, hyvin eh, perustavanlaatuinen uudistus, joka on myös tulevaisuutta silmällä pitäen hyvä ja kestävä. Ja Tärkeää on, että saadaan aikaan pääomamarkkinaunioni ja voidaan syventää talous- ja rahaliittoa. Nämä ovat hyviä uutisia eurooppalaisille kansalaisille. On tärkeää, että talous on vakaa, se luo työpaikkoja ja talouskasvua. Ja tämä osoittaa, että Euroopan unioni on toimiva. Me pystymme löytämään yhteisiä kantoja, yhteistä näkemystä, tekemään kompromisseja. Ja tämän halusin tuoda tässä tänään esille ja olen myös perustanut työni hyvin erin, erinomaisesti tehdylle työlle. Burkhard Parsu on tässä tehnyt todella hyvää työtä ja haluaisin häntä erityisesti kiittää. Kiitoksia edustaja Beres. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä sävystä, jonka he ovat omaksuneet tässä keskustelussa. Sillä lopultakin äh, hyvä komission varapuheenjohtaja, kaikki kollegat, olipa heidän paikkaansa sitten mikä tahansa täällä salissa, ovat tunteneet samanlaista turhautumista kuin kanssa esittelijät. Parlamentti on halunnut mennä pitkälle, mutta lopulta meidän työmme törmäsi muuriin neuvostossa. Ja neuvostossa kuultiin aivan uskomattomia argumentteja niin, että Esimerkiksi jos henkilö jakelee lentolehtisiä, hänen toimintansa on rajat ylittävää tai jos hänellä on sisäinen malli käytössä vakuutusyhtiössä, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että kyseessä on suuri vakuutusyhtiö ja tämä tarkoittaisi sitä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen aivan subsidiariteettiperiaatteenkin mukaisesti olisi parhaalla tavalla se, joka riskin arvioi ja kynsin hampain minä ja Otmar Karas yritimme saada aikaan se, mikä oli mahdollista tarkastella tätä lentolehtiskysymystä. Anteeksi, tulkikorea esitekysymystä ja kolmansia maita koskevia kysymyksiä. Ja markkinakysymyksiä. Ehkäpä tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa kansalaiset käsittävät sen, että kun eurooppalaista henkeä pyritään löytämään ja kun pyritään löytämään näitä eurooppalaisia yhteisiä ratkaisuja, koska tällaisilla markkinoillahan me toimimme täällä parlamentin täysistunnossa, me onnistumme toimimaan, kun toimimme aivan kynsin hampain ja pyrimme palvelemaan kansalaisten etuja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Beres. Seuraava keskustelu ähm, alkaa pian. tämän keskustelun päätökseen. Äänestämme asiasta huomenna ja siirrymme nyt seuraavaan asiaan esityslistalla yhteiskeskustelu koskien vakavaraisuusvaatimuksia ja valvontaa. Meillä on kaksi mietintää. Mietintöä Markus Ferberiltä ja nyt antaisin heti esittelijällemme puheenvuoron. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Me olemme Euroopan unionissa saaneet läpi rahoitusmarkkinaunionin, joka kohdistuu nimenomaan riskin vähentämiseen ja tässä tarkoitus on nimenomaan tarkoituksenmukaisesti ja suhteellisesti vähentää riskiä. Sijoituspalveluyrityksiä on pitkään reguloitu aivan kuin ne olisivat pankkeja ja nyt tässä on otettu huomioon, että sijoituspalveluyrityksillä on erilainen liiketoimintamalli. Ne perustavanlaatuisesti eroavat pankeista ja näin ollen niiden riskit ovat myös erilaisia. Sijoituspalveluyritysten regulaatio ei ollut hyvä ja uuden valvontakehyksen tarkoitus on nimenomaan tuoda nykyaikaan tätä valvontapuitteistoa. On tärkeää, että saadaan aikaan sellainen valvontakehys, joka otetaan vakavasti ja joka on toimiva. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me olimme olleet tässä vähän eri linjoilla kuin jotkut jäsenvaltiot ja muut tahot. Emme vain kopioineet sääntöjä pankkivalvonnan puolelta, vaan pohdimme toden teolla, mikä olisi sijoituspalveluyrityksille sopiva sääntelykehys. Ja tässä on nyt aika hyvin onnistettu. On valvontakoneistoa parannettu, on otettu huomioon myös systeemirelevanssi, kolme kolme kategoriaa tässä. Suuret systeemisen riskin omaavat sijoituspalveluyritykset, sitten hyvin suuret, mutta eivät systeemirelevantit yritykset, jotka kuitenkin vaativat pääoman valvontaa ja rajoitusta, jotka sitten keskittyvät erityyppisiin klassisiin arvopaperikauppankäyntitapoihin ja sitten pienet eivät merkittävät sijoituspalveluyritykset, joiden riskiprofiili on myös pieni ja jotka sitten vaativat vähemmän valvontaa. Eli nämä kolme luokkaa on tässä otettu mukaan sijoituspalvelun valvonta direktiivin tai vakavaraisuusvaatimuksiin. Se on tämän ydin ja tässä nimenomaan pyritään saamaan sitä hyvää suhteellisuutta tähänkin sääntelykehykseen, kuten pankkipuolella alueella. Uusi kehys ei ole ainoastaan tarkoituksenmukaisempi ja suhteellisempi, vaan se on myös vankempi. Ja erityisesti tässä otetaan huomioon myös unionin ulkopuolinen valvontakehys. Ja tätähän on jo lykätty pari kertaa. Ja sitten tietysti kun yhdistynyt kuningaskunta nyt lähtee, niin sekin on sekoittanut tämän valmistelua. Nimittäin noin 50 prosenttia eurooppalaisista arvopaperiyrityksistä, sijoituspalveluyrityksistä tulee Britanniasta. Ja sehän on kohta kolmas valtio, ulkopuolinen valtio. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että yhdistynyt kuningaskunta sitten, jos se tänne nyt vielä jää ja, ja sen täytyy noudattaa näitä samoja sääntöjä, mikäli UK haluaa tuoda rahoituspalveluita EU:hun myös tulevaisuudessa. Täytyy vaatia, että unionin ulkopuoliset maat myös tulevaisuudessa noudattavat samaa lainsäädäntöä kuin EU-sijoituspalveluyritykset, jotta niille ei anneta lisää pelivaraa. On tärkeää, että näihin kolmansiin maihin ulottuvat säännöt tehtiin nyt vankemmiksi, jotta ne pelaavat samoilla säännöillä. Ja tässä täytyy myös korostaa, että Euroopan parlamentti ja komissio ovat tehneet hyvää työtä ja tämä kehys, uudistettu kehys on hyvä pohja, jolta ponnistaa, että varaudumme Brexitiin ja saamme aikaiseksi tarkoituksenmukaisen ja kohtuullisen valvontakehyksen. Tämä on hyvä kompromissi ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä kaikkia varjoesittelijöitäni ja sitten myös varjoesittelijöitä Euroopan muita toimielimiä, erityisesti komissiota hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi antaisin varapuheenjohtaja Dombrovskisille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Honorable members, Äh, arvoisat edustajat, haluaisin ensinnä kiittää esittelijä herra Verberiä työstään äh, tästä. Tämä sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa koskeva mietintö on erittäin tärkeä asia. Äh, se pyrkii aikaansaamaan paremmin suhteellisen toimintaympäristön EUn e suurille ja pienille yrityksille ja se pyrkii myöskin edistämään pääomamarkkinoiden yhdentymistä. Ja sijoituspalveluyrityksillähän on roolinsa pankkien osalla, kun ne tarjoavat sijoituspalveluja. Ja pankkiunionin yhteydessä on jo säädelty pankkeja koskevia asioita, mutta nyt meidän täytyy myöskin pureutua sijoituspalveluyritysten erityisasioihin. Ja todellakin meidän täytyy meidän täytyy toimia myöskin rahoitusmarkkinalainsäädännön yleisten periaatteiden mukaisesti varovaisuusperiaatteen noudattamisessa. Ja meidän täytyy, me kohdistamme nämä toimet ESMAn roolia ja, ja myöskin avainrahoituspalvelujen tarjoajia. Ja, ja todellakin kiitän esittelijä Verberia tästä lopputuloksesta. Ja todellakin haluan kiittää myöskin varjoesittelijää. Tämä on la, lainsäädäntöprosessi on ollut todella saavuttanut tavoitteensa ja sen myötä, että parlamentti hyväksyy ehdotuksen, olemme päässeet hyvään tulokseen. Ja haluan varmist, vakuuttaa, että pääomamarkkinoiden toiminta Euroopassa tulee astumaan eteenpäin. Two minutes, Delvaux Paljon kiitoksia seuraavaksi edustaja Delvo, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin ne onnitella esittelijämme eh, edustaja Ferberiä siitä tavasta, jolla hän on eh, näitä töitä organisoitunut ja johtanut ja puolustanut kantojamme triloge-neuvotteluissa. Me pääsimme hyvään säätelyyn, joka on tarpeen, jota myös ollaan odotettu. Ja Tämä johtuu siitä, että olemme käsitelleet erilaisia erityyppisten äh, sijoituspalveluyritysten äh, toimintaan liittyviä riskejä ja myöskin äh, tiettyjä yrityksiä, tiettyjä kansallisia poikkeuksia, joissa minkäänlaista valvontaa ei harjoitettu. Tässä oli haasteena se, että meidän piti 11 erilaista sijoituspalveluyritystä, jotka pankkiviranomainen on tunnistanut jaetella kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen kattaa näistä kaikkein suurimmat yritykset. Niillä on systeeminen merkitys ja toinen luokka on se luokka, jossa suurin osa yrityksistä tai noin kuutisen tuhatta on. siellä riski tiettyjen faktorien mukaan lasketaan. Ja sitten kolmas luokka yrityksiä, jotka eivät aiheuta suurta riskiä ja niiden valvonta on siis kevyempää. kevyempää. Tämä oli kompromissi äh, sekä äh, omien varojen vaatimusten suhteen ovat äh, suhteelliset vakaussääntöihin verrattuna, mutta myöskin hallintoon liittyen me asetamme vaatimuksia yrityksille, että niillä on riski ja palkkio komitea ja että näiden täytyy olla sukupuoliulottuvuudeltaan tasapainoisia. Tämä on erityisen ilahduttavaa ja on myöskin ilahduttavaa, että meillä on tällaisia julkistamisia avoimuusvaatimuksia ja että myöskin palkitsemispolitiikka tulee toteuttaa niin, ettei se ole syrjivää. On myöskin hienoa, että nämä palkkiot eivät ole jotakin, mikä palkitsee lyhyen aikavälin voitosta. Tämä on tärkeä edistysaskeli. Ja myöskin on hienoa, että olemme saaneet vastaavuuksia koskevia sääntöjä ja pankkiviranomaisen roolia koskevia sääntöjä finanssimarkkinoiden valvonnassa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhujamme. Edustaja Viegas ei ole paikalla, joten siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ja nyt edustaja Marjassa heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos, kirja, Kiitos, arvoisa puhemies. Heti kättelyssä haluaisin osoittaa myötätuntoni ranskalaisille. Tässähän on aivan kamala tulipalo käynnissä Pariisin Notre Dame katedraalissa. Se on osa Euroopan arvokkainta kulttuuriperintöä. Olen tästä kovin pahoillani. Ja nyt kun tässä keskustellaan sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista, niin tämä on hyvin tärkeä keskustelu, koska tämä tuo rotia tähän alaan. Ja on tärkeää, että erityisesti suuria sijoituspalveluyrityksiä valvotaan huolella, koska nehän voivat aiheuttaa systeemistä riskiä. Ja on tärkeää, että sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan asianmukaista sääntelyä, aivan kuten pankkipuolellakin. On tärkeää, että keskikokoisilla yrityksillä on omat sääntönsä ja pienillä omansa, että tämä kolmijaottelu tässä on oleellinen. Ja toki täytyy ottaa huomioon myös Brexit, nimittäin suurin osa sijoituspalveluyrityksistä pitää pääkonttoriaan Lontoossa, joten siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Vice President Dombrovskis. Kiitoksia. Nyt annan uudelleen puheenvuoron komission varapuheenjohtaja Dombrovskisille. Olkaa hyvä. Sure honourable uh, Puheenjohtaja, arvoisat edustajat, kiitoksia keskustelusta ja niistä asioista, joita on otettu esiin. Ja todellakin tämä osoittaa, että suurempi eh, kohtuullisuus tarjoaa tehokkaammat pääoman markkinat ja eh, mahdollistaa sen, että yritykset voivat eh, toimia paremmin. Ja ja on todellakin järkevää, että myöskin sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta on tällä tavoin säädetty saman tapaan kuin pankkien osalta jo on. Ja, ja tämä myöskin mahdollistaa sen, että EUn yrityksillä on ö, kaikilla samankaltainen toimintaympäristö ja, ja Myöskin varaudumme tätä kautta Brexitin mahdollisiin seuraamusvaikutuksiin. Ja me tietenkin tarvitsemme täytäntöönpano ja siirtymävaiheen eh, ja pääsemme sen, näkemään sen todelliset vaikutukset muutaman vuoden päästä. Mutta todellakin eh, tämän sääntömuutoksen tavoitteet on saavutettu. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt esittelijä Ferber, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää näitä kaikkia keskusteluun osallistuneita ja meitä tietysti oli eh, tietysti enemmänkin varjoesittelijöitä tässä mukana. Olisi ollut tietysti ilahduttavaa, jos täällä olisi ollut enemmänkin jäseniä paikalla keskustelussa ja kiitos myös komissiolle ja jos ajatellaan Ekon valiokuntaa, kuinka paljon se on nyt tuottanut näitä mietintöjä, joista huomenna äänestetään, niin tämä on todella hienoa ja tämä todella tuo sellaisen sääntelypuitteiston Eurooppaan, josta voimme olla ylpeitä. Ja tässä muutamat henkilöt ovat tehneet todella paljon työtä. He ovat halunneet pysytellä taustalla ja me olemme todella parantaneet Euroopan rahoitusmarkkinoiden tulevaisuutta ja pitäneet silmällä myös tulevaisuutta. Nämä ovat tulevaisuusvarmoja sääntelykehyksiä. Ja tässä monet ovat tehneet, tehneet väsymättä töitä hyvin teknisten asioiden parissa hyvin pitkään ja tiiviisti ja sitten muutamat tällaiset möläyttelijät sitten saavat otsikkohuomion ja median huomion, vaikka he eivät mitään lisäarvoa Eurooppaan toisi. Ja olisi hyvä, että tällaista puurtamistakin pidettäisiin mediassa esille. Ja on hyvä, että tämä varmasti herättää kyllä keskustelua sitten, kun olemme tämän asian saaneet läpi. Varmasti sijoituspalveluyritykset meitä kohtaan hyökkäävät, mutta siitä huolimatta olen tyytyväinen siihen, että olemme vaalikaudellamme saaneet läpi tämän hyvin tärkeän asiakokonaisuuden. Ja kaikki nämä monimutkaiset asiat, johdannaiskaupat, kaikki sellaiset, on, uskon, että olemme sijoituspalveluyritysten tilannetta vieneet paljon eteenpäin ja tällä tavoin kantaneet kortemme kekoon rahoitusmarkkinoiden vakauttamisessa. Ja vielä kerran kiitos kaikille. Paljon kiitoksia edustaja Ferber työstänne. Näin pääsemme yhteiskeskustelun päätökseen. Äänestämme asiasta huomenna. Nyt hyvät kollegat, siirrymme seuraavaan keskusteluun. E, seuraava asia esityslistallamme on komission julkilausuma koskien digitaalisten palveluiden EU-veron hylkäämistä. Ja minun täytyy ilmoittaa jäsenille, että meillä ei ole puheenvuoroa ilman puhuja listaa tässä keskustelussa, emmekä myöskään ota sinisen kortin kysymyksiä vastaan. Me kuulemme ensin poliittisten ryhmien puolesta puheenvuoron, mutta ennen sitä vielä komission jäsen Dombrovskis, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, arvoisat edustajat. Kiitoksia, että tänään on järjestetty tämä keskustelu, joka koskee digitaalisten palveluiden eh, veroa ja se, että eh, veron on hylätty. Digitaalipalveluiden Äh, verotus. Äh, haluaisin kiittää siitä, että parlamentti on tukenut ehdotustamme ja muistutan, minkä takia komissio 21. maaliskuuta 2018 esitti tämän aloitteen. Äh, sen takia, että meillä on edelleen ongelmia, joihin ei ollut muuta ratkaisua. Ja me olemme ja kansainväliset äh, liiketoimintaverot eivät sovellu sinällään globaaliin talouteen. Äh, digitaalinen, äh, digitaalipalvelut, jotka eivät fyysisesti sijaitse missään, eivät kuulu niiden piiriin. Sen takia meidän täytyy ottaa huomioon uudet realiteetit. Ja ja nyt käy niin, että EU:ssa ei juurikaan veroteta digitaalipalveluita ja tätä ei voida hyväksyä ja, ja tämä vääristää tietenkin eh, yhtenäismarkkinoita ja kilpailua sinänsä ja myöskin eh, vero, eh, verokilpailureiluuden reiluuden periaatetta. Ja sen takia digitaalitalouden verot, verotukseen tarvitaan yritysvero, rakenne, joka joka mahdollistaa sen, että eh, todellakin eh, kattavasti verotetaan digitaalisia eh, keinoja käyttäen. Ja tarvitaan myöskin välineitä, jo, joilla äm, ehm, siis tämä digitaalipalveluiden verotuksen väliaikainen ratkaisu kattaisi siis sen ajan, niin että päästään pysyvämpiin säädöksiin. Ja koska jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet pääsemään pysyvämpään ratkaisuun digitaalisten palveluiden EU-verosta. Ja suuri osa kuitenkin on sen puolesta. Ja mm, he eivät ole päässeet sopimukseen, koska tässä pitäisi, tästä pitäisi saada yksimielinen päätös koska se on verotusasia ja verotuksessa on tämä yksimielisyysvaatimus. Ja todellakin eh, tämä on vain yksi esimerkki siitä, eh, että näissä verotusasioissa eh, tarvitaan sisämarkkinoiden vahvistamista ja, ja ve, ve, verotuspäätösten parantamista. Ja, ja nykyinen kansallinen lähestymistapa verotukseen ei enää toimi. Sen takia olemme aloittaneet keskustelun tästä asiasta. E, e, joka tapauksessa tämä e, kompromissi tarjoaa siis puitteet jäsenvaltioille, jotka haluavat hyväksyä väliaikaisen ratkaisun kansallisella tasolla. Toiseksi se mahdollistaa neuvoston ehdotuksen uudelleen tarkastelua ja joka liittyy myöskin OECDn kansainvälisen yritysverotusjärjestelmän ehdotuksen hyväksymiseen vuonna 2021 ja kansainvälinen keskustelu OECDn kattavasta ratkaisusta vuonna 2021 on siis osa tätä kokonaisuutta ja kuten muistatte että niin vuonna 2018 jo haluttiin alkaa keskustella siitä, millä tavalla e, digitaalisoitumisen e, e, kysymyksiä voidaan verotuksen saralla ratkoa. Ja tämä, mehän viime vuonna käytiin 20 valtiovarainministerin välistä keskustelua tästä asiasta ja haluamme pitää yllä tätä keskustelun eh, vauhtia. Ja myöskin me pyrimme pain, eh, painottamaan eh, näiden keskustelujen edistymistä ja, me, ja myöskin meidän täytyy pyrkiä välttämään yritysverotuksen osalta menneisyyden virheitä ja meidän, me, meidän täytyy välttää liiallista monimutkaisuutta. Meidän täytyy saada aikaan yksinkertainen järjestelmä joka todella uudistaa eh, järjestelmän. Kiitoksia. E Kiitos. Ja seuraavaksi EPP-ryhmästä edustaja Karas, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Tämä digitaalinen verotus ja sen eteenpäin vieminen on erittäin tärkeä asia, kuten kaikki tiedämme, koska yhteisöverokanta ja yhteisöverojärjestelmä ei tässä toimi. Nimittäin noin 23 prosenttia yrityksistä on näitä suuria yrityksiä, jotka, jotka muodostavat suuren osan osan kaupan käynnistä. Ja jotkut sitten pienet yritykset pela, maksavat veroja yli 20 prosenttia ja jättimäiset digitaaliyritykset maksavat ehkä hyvässä lykyssä yhden prosentin veroa. Ja tämähän on täysin kestämätön tilanne pk-yritysten näkökulmasta. Kristillisdemokraattina ja markkina sosiaalisen markkinatalouden sanan saattajana en voi hyväksyä tällaista kestämätöntä tilannetta. Ja tässä on tehty paljonkin ehdotuksia tämän epätasapainon poistamiseksi. Ja tässä on Euroopan parlamentti ollut kovin aktiivinen ja myös komissio on ollut tässä mukana, koska meidänhän täytyy Euroopassa nyt saada aikaan digitaalinen yhteisöverokanta, koska Mehän olemme jo viemässä eurooppalaista digitaaliyhteismarkkinaa eteenpäin, mutta asia ei saada päätökseen, koska poliittista tahtoa ei ole. Me annamme Euroopan unionin sisällä syntyä tällaisia veroparatiiseja, ja yksittäiset jäsenvaltiot voivat veto-oikeudellaan murentaa päätöksenteon. Ja nyt haluaisin verrata niihin jäsenvaltioihin, jotka tätä asiaa blokkaavat, että lopettakaa tällainen jarruttaminen. Nimittäin meidän täytyy saada aikaan Euroopan unionissa digitaalinen verotus ja äkkiä. On tärkeää, että digitaalisia palveluita verotetaan siellä, missä niitä tuotetaan ja että olemme valmiina verotuksen näkökulmasta myös digitaaliseen aikaan ja pidämme huolta siitä, että verotusta tapahtuu siellä, missä lisäarvoa syntyy. Kiitos. Ja sitten SED-ryhmän puolesta edustaja Tang. Olkaa hyvä. Ja, voorzitter, ik zal in het Nederlands spreken. Veel mensen voelen de crisis nog steeds. De lonen blijven achter bij de... Monet joutuvat kokemaan eh, kriisin ja, ja, jo kaik, ja, todella, ja, ja kaikki ko, tuntevat verotuksen paineen. Onko, eikö ole aika kyynistä, jos ajatellaan, että Google, Amazon ja sellaiset yritykset maksavat vähemmän veroja? Saksassa ja Sveitsissä ja, monissa, ja Ruotsissa ja monissa muissa maissa e, on kyse nimenomaan verotuksesta, joka ei ole riittävää. Nämä ovat siis niitä syitä, minkä vuoksi yksimielisyys päätöksenteosta verotusasioissa tulisi keskustella. Ehdotus, jonka on tehty, me, meidän mielestämme nyt on saatu ihmiset keskustelemaan perustavanlaatuisista muutoksista verotukseen. Voi, ja tämä ja täm, nämä verotusjärjestelmät, jotka meillä on, ne on keksitty paljon ennen globalisaatiota ja digitalisaatiota. Ja todellakin me, jäsenmaiden täytyy siis todellakin olla valmiit uudistamaan yritysverotusta pohjaan myöten – ja kaksi kolmannesta parlamentista on ollut tällaisen uudistuksen kannalla. Ja jäsenvaltioiden täytyy todellakin ajatella vakavasti siitä, että digitaalisten palvelujen EU-veroa on kehitettävä. Ja todellakin vetoan nyt kaikkiin maihin, että ne tekevät ehdotuksia ja niiden täytyy lähettää uudel, oikeanlainen viesti ja neuvottelut täytyy saada aikaan ja niiden täytyy päästä hyvään lopputulokseen, jos, jos, ja niin, että kaikkien täytyy panostaa verotuksella, myöskin monikansallisten yritysten. Frau Präsidentin! Kiitos arvoisa puhemies. Internetiä ja teknologian jättejä pitää pystyä verottamaan ja Apple vuonna 2014 maksoi 50 euroa veroa ja voittoja oli miljoona kaupalla. Ajatelkaa nyt Netflixiä, Amazonia ja muita. Monet näistä eivät maksaneet senttiäkään veroa viime vuonna Eurooppaan, vaikka tekevät voittoja eurooppalaisten kuluttajien kustannuksella. Eli oikeastaan negatiivista veroa maksavat 11 miljardia euroa voidaan laskea negatiivisen veron summaksi. Ja tätä ei kukaan ihminen pysty edes käsittämään, että tällaisen annamme tapahtua. On selvää, että digitaalista verotusta täytyy viedä eteenpäin. On tärkeää, että, että verotusoikeus pitää päivittää 2000-luvulle. Ei saada päästää näitä digijättejä verotusverkosta läpi. Ja on tärkeää, että pidetään kiinni verotuksellisesta oikeudenmukaisuudesta. Tätä Euroopan kansalaiset meiltä odottavat. Ja on tärkeää, että nämä digitaaliset jätit myös osallistuvat omalta osaltaan yhteiskunnan rahoittamiseen. eine Minute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 kiitettäviä ehdotuksia äh, digijättien verotuksen kehittämisestä. Euroopan parlamentti on tämän ottanut käsittelyyn ja hyvin laajalti olemme tämän puolella. On tärkeää, että digijättejä pystytään verottamaan, mutta nyt asia on jäänyt jumiin neuvostoon. Minkä takia? Sen takia, että joillakin euroskeptikkomailla on tällaisia veroparatiisikytköksiä. Ja, ja sitten tämä asia on mennyt ihan puihin. Ja tässä voidaan nyt, joku, joku voi sitten äh, Trumpiakin lohdutella siitä, että me emme ole pystyneet eurooppalaista ratkaisua löytämään tälle asialle, jonka pitäisi olla ihan itsestään selvä. Euroopan kansalaisten pitää saada äh, totuus esiin. Ja se, että, että näitä verotuloja ei saada Eurooppaan, niin se on todella pöyristyttävä asia ja toivon, että Euroopan kansalaiset pitävät tätä asiaa esillä myös vaalikeskusteluissa bardzo się cieszę Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sosniec, yksi minuutti. kolejnego podatku. Kiitoksia, puhemies. Olen todella tyytyväinen siihen, että tällainen epäonnistunut veroesitys kaatui. Tämä palvelee veronmaksajia. Joka ikinen euro, jota te ette saa veronmaksajilta vietyä, on voitto heille ainut reilu järjestelmä on sellainen, joka tekee ihmiselle mahdolliseksi pitää tulonsa itsellään, ettekä te pääse niitä rosvoamaan. Paras ratkaisu kaiken kaikkiaan on se, että jätämme rahat ihmisille, jotka ovat rahaa ansainneet. He tietävät, kuinka ansaita rahaa. Aina kun kuulen, että meillä ei ole rahaa kouluille tai sairaaloille, hankkiuko Tukaa eroon kaikenlaista epämääräisistä hyödyttömistä asioista, kuten Erasmus Plusasta tai kansalaisyhteiskunnan rahoittamisesta Afrikassa tai Aasiassa, niin teillä olisi enemmän rahaa rahoittaa kouluja ja sairaaloita Euroopassa Euroopan veronmaksajien eduksi, eikä rosvota sitten veronmaksajilta näitä rahoja. Kiitos. Madam Chair, honorable members. Puheenjohtaja, arvoisat edustajat, kiitoksia jälleen kerran teidän työstänne ja tuestanne ehdotukselle. Yksimielisyyttä neuvostossa ei saavutettu, mutta me, me olemme kuitenkin saaneet aikaan puitteet jäsenvaltioille, jotka haluavat e, edetä oma, e, omassa maassaan e, väliaikaisella ratkaisulla. Ja me olemme myöskin tyytyväisiä siitä, että dig, digitaalipalveluiden verotus, verotusjärjestelmä, joka ei saavuttanut yksimielisyyttä neuvostossa, niin se kuitenkin on varsin laajan keskustelun alaisena kansainvälisellä tasolla. Meidän, meidän täytyy siis jatkaa työtämme, meidän täytyy edelleen jatkaa ponnistelujamme ja meidän täytyy toimia koordinoidulla tavalla ja meidän täytyy, täytyy pyrkiä vastaamaan kahtalaisiin haasteisiin. Ensinnäkin meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan kestävä rahoituspohja ja toisaalta saada aikaan nämä verotusjärjestelyt – Me olemme siis tehneet jo paljon tämän asian suhteen, mutta vielä paljon on tehtävää on edessä. Ja tämä on sellainen esimerkki, joka toivon mukaan toimii herätteenä siinä, että lopultakin verotusasioissa päästäisiin eroon yksimielisyyspäätöksestä. Kiitos komissaari ja se olikin sitten tämä keskustelu ja siirrymme kohti yhden minuutin puheenvuoroja. Edustaja Koratsa Bild ei ole paikalla, joten edustaja Winkler, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Rouva puhemies, haluaisin kiinnittää parlamentin huomioon erääseen tapaukseen Romaniassa Koronto on Seklerin alueen kaupunki ja sen pormestari erotettiin, koska hän oli nimennyt tietyn rakennuksen myöskin unkariksi, eikä vain romaniaksi, siis nimi oli näkyvillä myöskin unkariksi ja ihmiset raivostuivat asiasta. Meidän täytyy tässä muistuttaa eurooppalaisista arvoista ja muistuttaa siitä, että tämä on jotakin, mikä rikkoo lakia ja Romanian allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia. Kaikki tällainen luo jännitteitä ja epäluuloisuutta, ja tämä on myöskin oikeuslaitokselle ongelmallista. Meidän täytyy enemmistön ja vähemmistön vähäisiä välisiä suhteita parantaa. Tätä tarvitsemme Romaniassa. En usko, että rangaistukset palvelevat ketään. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Busoi. Uh, stimați colegi, în toate eurobarometrele, sănătatea reprezintă o preocupare foarte importantă a cetățenilor. Um, um, eurobarometrien eh, tutkimusten perusteella tällä, tällä lainsäädäntökaudella on saavutettu edistystä – ja meidän terveyden alalla val- todettiin, että lasten syö, syövät ovat, niitä koskeva tilastointi on parantunut ja, ja, ja, ja meidän täytyy olla vielä kunnianhimoisempia tulevaisuudessa. Meidän täytyy pyrkiä eh, taistelemaan syöpää vastaan, sairaalainfektioita vastaan ja e, parantaa hoitoon pääsyä. Ja meidän täytyy valmistautua digitaaliseen vallankumoukseen. Dankeschön, Frau Boxko. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Boxko. Edustaja Boxkor. E, kiitos arvoisa puhemies. Eurooppa lähestyy ratkaisevia vaaleja, kuten myös Ukraina. Toivon todella, että meillä on tulevaisuudessa sellaisia johtajia, jotka uskovat kristillisiin perusarvoihin. Ja pääsiäissunnuntaina on Ukrainan toinen vaalikierros ja tietysti toinen tai pääsiäissunnuntai on pyhäpäivä ja toivon, että Ukrainassa kuitenkin pystytään järjestämään demokraattiset vaalit ja Ukraina voi ottaa askeleen kohti demokratisoitumista ja eurooppalaista tietä. Toivon, että Ukraina saa presidentin, joka ei jaa kansalaisia ykkös- ja kakkosluokan kansalaisiin. Toivon, että tuleva presidentti noudattaa kansainvälisiä sääntöjä ja perustuslakia toivon, että Ukrainan vaalien jälkeen etniset jännitteet vähenevät, vähenevät ja toivon, että unkarilaisia vähemmistöjä ei enää vainota, eivätkä ääriryhmät saa tilaa. Toivon, että kaikki vähemmistöt saavat eh, elinsijaa maassa. Komissario, en este último pleno de la eh, komission jäsen äh, tänä, tässä viimeisessä täysistunnossa meidän täytyy äh, jälleen keskustelemme äh, Brexitistä ja uudesta jatkoajasta ja on todellakin välttämätöntä kritisoida alahuonetta, joka ei ole kyennyt aikaansaada mitään. Meidän täytyy kuitenkin tukea sitä, että EU on ollut niin yhtenäinen puolustaessaan kansalaisten etuja. Ja, ja to, tämä on todellakin tärkeää tietyillä, erityisesti tietyillä osa-alueilla. Nimittäin meillä, meillä Kanarian saarilla on viisi miljoonaa vierailijaa vuodessa, jotka, ol, jotka olisivat riippuvaisia viisumeista. Ja, ja ja jos ajatellaan nyt eh, tavarakauppaa ja niin poispäin. Ja, ja meidän täytyy todellakin sanoa, että tämä ja, ja, me, ja nyt todellakin, ja mitä varten tämä jatkoaika nyt sitten on edes myönnetty? Kiitos. Sitten edustaja Popa. Paljon kiitoksia puhemies, hyvät kollegat meidän kautemme loppuu pian ja on valitettavaa, että näinä viime viikkoina ollaan käyty vaalikampanjaa, vaalikampanjaa niin, että hyökätään Romania vastaan. Erät jäsenet ja puolueet tekevät näin. Meillä oli nyt keskustelu Romania koskien ja jälleen kerran Romania tänään arvosteltiin ilman syytä. Romania kohtaa nämä hyökkäykset arvokkaalla tavalla. Me emme ryhdy kommentoimaan korruptiotapauksia muissa jäsenmaissa tai puutu muiden jäsenmaiden oikeuslaitoksen toimintaan, mutta on järkyttävää, etteivät nämä syytökset liity mihinkään nimenomaisiin tapauksiin Romaniassa, vaan olivat yleisiä. Tällainen ei ole hyväksyttävää, kun me ra- rakennamme Eurooppaa. Meidän täytyy löytää ratkaisuja kansalaisille. Kiitoksia. Kiitos sitten edustaja Skripek. pani predsedajúca Eh, Pred časom sme sa dozvedeli... Kiitos. Niin. Eh, Espanjassa on tasa-arvovaliokunta, joka on sitten sanonut, että 200 perinteistä satua on seksistisiä luonteeltaan. Ja tämä on minua kovasti hätkähdyttänyt, nimittäin jo sukupolvien ajan Eurooppalaiset lapset ovat kuunnelleet näitä perinteisiä eurooppalaisia satuja oikeista arvoista, hyvistä elämän arvoista, hyvän ja pahan vastaisesta taistelusta ja tällaisista arvoista, jotka muodostavat ihmisyyden perustan ja antavat ohjaa ohjeistusta hyvään elämään. Tämä on todella erikoinen tilanne, että nyt tämä tasa-arvovaliokunta kieltäisi tällaiset perinteiset lasten sadut. Minusta tämä menee vähän liian pitkälle. Minusta ei pidä sanella, että mitä satuja saadaan lukea. Kyllä vanhempien pitäisi voida päättää. Kiitos. Tack, fru Kiitos. Niin, eh, puhemies, ku, kuusi, ku, 65 prosenttia ruotsalaisista ovat mielellään mukana EU:ssa, mutta eh, Kan, mutta suuri osa kansalaisista ei kuitenkaan luota siihen, että EU, EU eh, e hoitaa ne ongelmat, joita meillä on. Ja nämä kaksi asiaa Eh, todellakin osoittavat, että meidän täytyy parantaa unionin eh, eh, toimintakykyä niin, että palautamme kansalaisten luottamuksen, koska tämä, jolle me nyt näin toimi, niin silloin molempien päiden ääri ääripäät saavat lisää vettä myllynsä, nehän eivät parlamentti edes halua. Meidän täytyy näyttää kansalaisille, että me kuulemme mitä he sanovat, että me haluamme tehdä jotakin ongelmille ja me haluamme todellakin palauttaa heidän luottamuksensa. Kiitos sitten Terri, Terri Cabras. Olkaa hyvä. Dank u, mevrouw de voorzitter. Aan het einde van mijn Kiitoksia rouva varapuhemies. Haluaisin nyt tämän vaalikauden lopuksi puhua flaamia. Minä olen katalaani ja Espanjan hallitus ei anna minun käyttää omaa kieltäni. Belgiassa kuitenkin puhutaan kolmea kieltä, ranskaa, saksaa, jota myöskin osaan puhua, ja flaamia, jota minä olen yrittänyt opetella parhaani mukaan. Haluaisin kiittää äh, Flamin opettajani Peterse, joka on valtavalla kärsivällisyydellä tehnyt mahdolliseksi edistyä tässä kielessä – ja haluaisin olla esimerkkinä monikielisyyden puolesta Euroopassa ja toivon, että katalaanista tulisi pian virallinen kieli. Kiitokset teille kaikille ja kiitos myöskin varapuhemies. Kiitos sitten edustaja Soli. Sole. Frau presidentin. Uno de los temas de esta legislatura europea. Tämän lainsäädäntökäyden äh, äh, kauden tärkeitä asioita on ollut Katalonia. Se on, siis, se on maa, joka haluaa päättää itse omista asioistaan ja myöskin, mutta, mutta eh, siellä on, siellä on laitettu laillisia edustajia vankilaan eh, kansanäänestyksen järjestämisen vuoksi, aivan kun he olisivat rikollisia. Ja todellakin eh, ja me Eh, kun te, samalla kun te, te ha, havait, havaitsitte ja niin meidän ongelmamme moninkertaistuivat ja todellakin, eh, ja eh, todellakin me, me olemme e, e, e, teidän armoillamme siinä, että teidän täytyy pitää huoli siitä, että ne vapaudet ja oikeudet palaavat Kataloniaan. Kiitos ja edustaja Kaatsi. Komissio aikoo osoittaa 13 miljardia euroa seuraavan viiden vuoden ajan Euroopan puolustusrahastolle, toisin sanoen eurooppalaiselle armeijalle. Ja tällaisena aikana, kun julkiset sektorit ovat katkeamispisteessä, sotilaallinen neutraliteetti on tärkeä osa Irlannin ulkopolitiikkaa ja sitten vaaditaan, että Irlannin maksuosuudet Eurooppaa vielä kasvaisivat ja että Euroopasta tulisi tällainen sotakone. Me emme tähän suostu. Me haluamme säästää eurooppalaisten ja irlantilaisten veronmaksajien rahoja ja käyttää ne järkeviin tarkoituksiin rauhan rakentamiseen ympäri maailmaa. Viime viikolla hylättiin se, että euro, irlantilaiset eivät saaneet päättää omista asioistaan. Ja tämä on todella hyvä esimerkki siitä, kuinka annetaan vain vapaat kädet Euroopan unionin kehittymiselle kohti eurooppalaista armeijaa. Sinn Fein ei ole mukana tässä pelissä. Me haluamme Sinn Feinissä puolustaa eurooppalaista ja irlantilaista riippumattomuutta ja neutraliteettia. Kenya an Kiitoksia. Minä tuen, ähm, tuin agrivaliokunnassa päätöksiä maksuista 150 miljoonaa annettiin Irlantiin ja vuoteen 2026 72 äh, miljardia tietyille alueille, 38 Galwayhin, 20 äh, ähm, yksi miljoonaa erille toiselle alueelle ja niin eteen edespäin. Huolimatta kaikista näistä luvuista voimme havaita pari asiaa. Meillä ei kerta kaikkiaan ole kylliksi rahaa. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, kulttuurivaliokunnan jäsenenä haluaisin äh, suositella lyhyt filmiä, 38 minuuttia Collateral Murder, ja se on YouTubessa nähtävinä. Nähtävänä se on Yhdysvaltain armeijan tuottama ja se liittyy myös Julian Assangein äh, tapaukseen. Ja tässä todetaan, tai katsotaan, että amerikkalaiset sotilaat sitten ampuvat Irakin esikaupunkialueella äh, toimittajia, naisia ja lapsia ja pitävät hauskaa. Ja tämä todella on kiinnittänyt huomiota. Ja nyt uhataan luovuttaa sellainen henkilö, joka on paljastanut näitä väärinkäytöksiä. Ja mehän olemme hyväksyneet väärinkäytösten paljastajien suojaamisen ja nyt on mielestäni eurooppalaisen oikeuden vastaista huvikseen tappaa ihmisiä. Ja eihän tässä voida tehdä niin, että Julian Assange luovutettaisiin Amerikkaan. Ja eihän tämä ole mitään, tai Brexitkin kalpenee tällaisen kauheuden rinnalla, jos tämän teemme. Kiitos. Największą seuraava edus... jest biegunka legislacyjna. Niin, puhemies. Eh, Euroopan par- parlamentin heikkous on lainsäädäntöriipuli. Me toivotamme 5000 asiakirjaa vuodessa ja eh, yli sata päivässä kukaanhan, niin kukaan ei niitä ehdi lukea eikä kukaan niitä kykene sulattamaan. Eh, toki ihmisten täytyy tehdä työtä ja ansaita elantonsa, he eivät heidi lukea, mitä me tuotamme. Ja me äänestämme hyvin nopeasti. Ja tuisinaan siis todellakin meillä on alle kaksi sekuntia muutosesitystä kohden. Usein puhemies ei edes katso saliin, vaan pelkkiä puolueen johtajia ja toisinaan jotkut äänestävät kollegojen puolesta, mitä ei tietenkään voi hyväksyä. Näiden ongelmien vuoksi olen pyytänyt asiantuntijoita laatimaan raportin epäselvyyksistä parlamentissa ja kun se eh, on käännetty englanniksi, lähetän sen teille kaikille ja toivottavasti asiat korjataan. Kiitos ja sitten edustaja Koratsa Bild. Eh, kiitoksia. No, lasten oikeudet eivät ole mikään pikkuasia, ne ovat vakava asia ja eh, lasten oikeuksien interryhmän perustus johtajana ja koordinaattorina asiassa. Me olemme yhdessä toimineet, jotta voisimme asettaa lapset Euroopan unionin sisäisen ja ulkoisen toiminnan ytimeen. Meillä on parlamentissa pysyvä elin, joka virta viivaistaa lasten oikeuksia ja tätä tarvittiin kipeästi. Minä olen aina pyrkinyt vastustamaan kaiken tyyppistä väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, suojelemaan maahanmuuttajalapsia ja edistämään lasten osallistumista. Olen päässyt jo pitkälle, olemme Euroopan neuvostossa ja YK on perhetoimissa pyrkineet tukemaan lapsia maailmanlaajuisesti ja me olemme täällä parlamentissa luoneet globaalin indeksin lapsen kohdistuvan seksuaalisen väärinkäytön osalta. Seuraavalla kaudella vetoaisin komissioon, jotta me loisimme uuden lapsien oikeuksien agendan ja uudelleen arvioisimme e-privacyn, palveludirektiivin, yleisen tietosuoja-asetuksen, jotta voisimme luoda turvallisen internetin lapsille. Vetoisin kaikkiin ehdokkaisiin, jotta olisitte lapsien oikeuksien puolustaja ja tukisitte tätä lapsen oikeuksien mandaattia. Kiitoksia. Herr Mavrides. Kiitos, edustaja Mavrides. Arvoisa puhemies, Turkki miehittää edelleen Kyprosta. Tämä on rikos EUta vastaan. Viisi vuotta sitten, kun asia otettiin esille tässä salissa, niin ei tätä paljon kuunneltu. Erdogan talloi ihmisoikeuksia jopa Turkissa, kun hän heitti vankilaan ihmisiä, jotka häntä vastaan uskalsivat nousta. Ja jotkuthan edelleen tukevat Erdogania, vaikka jotkut ovat asettuneet häntä vastaan ja Kypros on sitten jakautunut edelleen kahtia. Ja tässä Kypros on jätetty heitteille. EU ei välitä siitä. Meidän tulisi yhdistää voimamme ja tukea Euro- Kyproksen tasavaltaa, että noudatettaisiin yhtenäistä linjaa. Aiommeko me asettua Kyproksen puolelle vai tuemmeko todella Turkkia ja annamme sen vain rauhassa miehittää Kyprosta? Täytyy muistaa, että Kypros ei ole kokonaisena Euroopassa. Meidän täytyy tukea Eurooppaa eikä mitään muuta. Edustaja Miranda. Kiitoksia, että sain puheenvuoron, koska eh, ensimmäinen päivä maaliskuuta olen, olen puhunut siitä, e, paitsi oikeudesta elämään, myöskin on puhuttava e, oikeudesta kuolla arvokkaasti. Espanjassa keskustellaan paljon eutanasiasta ja keskustelu on aiheuttanut sen, että erään naisen, e, vakavasti sairaan naisen aviomies oli avustanut häntä kuolemaan ja hän eh, sai eh, sai, äh, sai syytteen ja, ja, hän, ja jos tämä ihminen olisi elänyt, elänyt Belgiassa tai jossain ja sai mu, muissa niistä harvoista EU-maista, jotka tunnustavat eutanasian, niin haluaisin nyt vedota komissioon ja parlamenttiin, että me kävisimme keskustelua Euroopassa eutanasiasta kaikissa jäsenmaissa ja myöskin Euroopan unionissa. Kiitos ja edustaja Chaki. E paljon kiitoksia, rouva varapuhemies. Me suuntaamme kohti Euroopan parlamentin vaaleja ja yhä enemmän ääriliikkeitä nousee Euroopassa. Mielestäni ei ole kylliksi vain keskustella tästä asiasta. Meidän täytyy käsitellä myöskin legitiimiyttä ja sitä, kuinka paljon annamme uskottavuutta näille ryhmille. Esimerkiksi minun maassani Slovakiassa eräs EPP-hän kuuluva ryhmä Hosti ja Sidan, joka kuuluu SND itse asiassa tekevät kansallismielisen puolueen kanssa yhteistyötä kotona. Tämä on ongelmallista monessa suhteessa. Tämä on ongelmallista EPPlle, sillä tämä tarkoittaa sitä, että puolue on hyvin lähellä tätä kansallismielistä joukkoa ja meillä on myöskin korruptio-ongelma maassani ja tämä vaikuttaa Slovakian koalitioon. Ja tämän lisäksi hiljattain hyväksyttiin lainsäädäntöä, joka toteaa, että ettei voida järjestää sellaisia tapahtumia, joissa kuultaisiin jonkin muun maan kansallislaulu, ja tämä saattaa jopa johtaa oikeuskäsittelyyn sakkoihin. Tämä on aivan uskomatonta. Kiitoksia. Kiitos, ja sitten edustaja Tanasescu. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvät kollegat, koska lähestymme kautemme loppua haluaisin muistuttaa, että Euroopan unioni ja sen projekti on valmis menemään eteenpäin. Erimielisyyksistä huolimatta olemme matkalla kohti hyvää koheesiota. Koheesiopolitiikka on oleellinen osa Euroopan unionia ja sitä täytyy pitää esillä. 2021-2027 rahoituskaudella koheesiopolitiikka saa 317 miljardia euroa EUn budjetista. Se on iso summa ja Bulgaariakin on kovasti hyötynyt koheesiopolitiikasta. Tämä on tärkeää uusille jäsenmaille erityisesti. Ja on tärkeää, että niin, että pidetään kiinni yhtenäisyydestä Euroopassa eikä anneta syntyä usean nopeuden Eurooppaa. Tätä keskustelua on käyty viime vuosina siitä, minkälainen tulevaisuutemme pitäisi olla. Me olemme sitoutuneita elämään yhdessä ja kasvamaan yhdessä vailla suuria keskinäisiä eroja. Euroopan pitää pysyä yhtenäisenä. Kiitos sitten edustaja Poltsak paní předsedající dovolte mi abych nejprve. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin ilmaista sympatiani ranskalaisille Pariisin tragedian vuoksi. Notre Dame on osa Euroopan kulttuuriperintöä ja toivon, että palomiehet vielä saavat sen pelastettua. Euroopan unionilla on paljon haasteita. Eh, eh, Brexit, maahanmuutto, muovit, ilmastonmuutos on mielestäni niistä suurin. Meidän täytyy siihen sopeutua. Se on tulevaisuutemme kannalta tärkein uhka. Ja meidän täytyy taistella myöskin kuivuutta vastaan. Meidän suhteemme maisemaan on muututtava ja myöskin elämään maaseudulla ja myöskin eh, meidän täytyy myöskin pyrkiä vähentämään ilman saasteita ja yhdessä me pystymme vastaamaan näihin haasteisiin ja toivon, että sen teemme. Kiitos edustaja Kaputo. Kiitoksia puhemies. Tämä on viimeinen minuutin puheenvuoro tämän kauden aikana. Tämä kausi on ollut hyvin intensiivinen, äh, erityisesti minun maassani. Äh, muutamien vuosien, muutamien äh, vuosien aikana olen ollut ylpeä siitä, että olen ollut täällä parlamentissa ja myöskin tehokassa ryhmässä mukana. Olen ollut ylpeä ja tuossa näissä 788 kunnassa tämä tuntuu Euroopassa. Meillä on rauhaa ja äärimmäisen kaunis alue, mutta meillä on myöskin vaikeuksia. Me ansaitsisimme sellaisia johtajia, jotka ansaitsevat tuon nimityksen. Ihmiset ovat äh, uupuneita sellaisiin johtajiin, jotka valheellisin lupauksin heitä pettävät. Meidän täytyy kunnioittaa aloitteemme ja meidän täytyy tukea laillisuutta näissä vaalikampanjoissa. Meidän täytyy toimia tällä tavoin. Eläköön Eurooppa, Italia ja Etelä-Italia. Kiitoksia. Yes. elnök úr országom polgáraként fájdalommal élem meg hogy múlt év októbere óta immár. Kiitos. Niin, on ihan kamalaa, että minun maassani sitten viime lokakuun niin olemme huomanneet, että oikeusvaltioperiaate ei Romaniassa toimi. Minä olen unkarilais syntyinen romanialainen ja todellakin unkarilaisia vähemmistöjä syrjitään erittäin vakavasti Romaniassa ja tässä oikeusvaltion periaate ei kerta kaikkiaan toteudu. Komissio ei tähän juurikaan ota kantaa, valitettavasti. Minä vaadin, että poliittiset vangit Istvan Becker ja Soltan Zölts vapautetaan heti. Heidät vangittiin vain sen takia, että he ovat unkarilaisia taustaltaan. Romanialainen salainen palvelu heidät vangitsi. Ja vaadin myös, että 100 000 euroa sakko otetaan pois Mihail Horolivilta. Hän oli eräs, hän oli eräs pormestari ja hän sai tämän valtavan sakon vain sen takia, että hän käytti unkarin kieltä. Nyt pitää komission ottaa kantaa tällaisiin oikeuden rikkomuksiin. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Huolimatta siitä, että tämä on viimeinen minuutin puheenvuoroni tämän kauden aikana. Minun täytyy muuttaa nyt aihetta. Minä haluaisin puhua Pariisin tulipalosta. Notre Damen katedraalin tulipalon edessä haluaisin ilmaista tuskani. Minä henkilökohtaisesti tunnen tämän kuuluisan paikan, tämän koko kristikunnalle symbolisen paikan. Luonnollisesti tämä monumentti tullaan kunnostamaan, restauroimaan, mutta toivon, että tässä tilanteessa me toimimme yhdessä, löydämme tahtoa jotta tämä kairaali valaisisi meitä kaikkia ja jotta se pelastettaisiin tulipalolta. Toivon, että uudelleen voisi nähdä Pariisin Notre Damen kairaalin yhtä kauniina kuin ennen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos näistä sanoista. Ja todellakin Pariisin Notre Damen tulipalo on valtava tragedia. Minäkin olen usein siellä käynyt ja Notre Damehan on todella kulttuurinen aarre ja toivon, että voidaan tämä aarre jotenkin kunnostaa ja saadaan tämä tulipalo pian talttumaan. Kiitos näistä sanoista. Seuraava istunto alkaa huomenna 16.4.2019 kello 9. 14 ja sitten kello 15-24 esityslista on julkaistu. Se on löydettävissä Euroopan parlamentin nettisivuilta. Ennen kuin päätän tämän istunnon, haluaisin kiittää kaikkia läsnäolijoita, jotka näin myöhään vielä jaksoivat työskennellä. Kiitän tulkkeja, komission jäsentä ja kaikkia kollegoita ja tietysti kaikkia muitakin vahtimestareita ja kaikkia. Ja näillä kiitoksen sanoilla päätän tämän istunnon. Kiitos.